Tulemme nyt käsittelemään Eurooppa-neuvoston 7 12 maaliskuuta pidettävän kokouksen valmisteluun ja myös sitten keskustelemme EUn ja Turkin välisen huippukokouksen tuloksesta. Ensimmäisenä annan puheen vuoron neuvoston puheenjohtajalle, rakkaalle rouva ministerille pitkä aikaiselle kollegalleni rouva Janin Hennis Blasharille. Tervetuloa rouva ministeri. Anteeksi, minä täällä odottelin. niin jäsenenä hän ei olisi tätä etuoikeutta saada tuommoinen pulpetti esiinsä. Hyvä puhemies, hyvä varapuhemies, arvoisat jäsenet. Ilahtuneena voin käyttää tänään puheenvuoron ja kertoa teille seuraavasta Euroopan neuvoston kokousta 17.18. maaliskuuta, jossa käsitellään maahanmuuttoa ja talouskysymyksiä. Ja kyllä, Tietysti viittaa myös maanantain kokouksen lopputuloksiin, jota käytiin äh, Turkin kanssa valtion ja hallitusten päämiesten toimesta. Meidän jatkuvat ponnistuksemme äh, maahanmuuttovirtojen tukahduttamiseksi ovat edistyneet ja aiomme viedä edelleen eteenpäin eurooppalaista ratkaisua kriisiin. Tämä on erittäin tärkeää, aivan kuten äh, puheenjohtaja Tusk alleviivasi äskettäin. Tärkeää on saada kattava eurooppalainen suunnitelma. Ensin jäsentelen keskusteluita Turkin pääministerin kanssa. Maanantain kokous oli oikea-aikainen tilaisuus tarkastella sitä, missä ollaan menossa EUn ja Turkin välisessä toiminnassa ja arvioida tähän mennessä tehtyä edistystä. Meidän näkemyksemme oli selkeä. Edistystä on tehty yhteisen toimintasuunnitelman puitteissa, mutta jos tarkoituksena on tukahduttaa maahanmuuttovirtoja, tarvitaan rohkeita toimia, jotta voidaan sulkea salakuljetusreitit ja rikkoa eh, sitä koskeva toimintamalli. Turkin esittämät ehdotukset ovat tässä suhteessa tervetulleita. Olemme sopineet yhdessä toimia tiettyjen periaatteiden pohjalta. Ensinnäkin palautetaan kaikki laittomat uudet pakolaiset, Kreikan, jotka ovat suuntautuneet Kreikan saarille toiseksi. Nopeutetaan viisumivapautussuunnitelman toteuttamista. Kolmanneksi nopeutetaan myös kolmen miljardin ja lisä tukirahojen myöntämistä Syyrian pakolaisille. Neljänneksi valmistellaan uusia lukuja liittymäneuvotteluissa. Viisi. Mahdollisuus luoda Syyriaan turvallisempia alueita. Kuusi. Ja lopuksi otetaan vastaan syyrialaisia pakolaisia yhden suhteessa yhteen. Lisätyötä tarvitaan Turkin kanssa näiden ehdotusten pohjalta. Puheenjohtaja Tusk aikoo käsitellä tätä asiaa Euroopan neuvoston kokouksessa 17. ja 18.3. Jos Turkki pytäytyy sydämyksessä ottaa takaisin 100 prosenttia maahanmuuttajista, jotka pyrkivät Kreikan saarille. Meillä on mahdollisuus lakkauttaa tämä toimintamalli ja lopettaa se humanitaarinen tragedia, joka tapahtui Egeanmerellä. Näin voisimme saada tukahdutettua laittomat maahanmuuttovirrat ja korvata ne valvotulla humanitaarisella äh, tuella. Vielä on kuitenkin aivan liian varhaista todeta, että olemme onnistuneet Aivan kuten aina näissä asioissa, kaikki riippuu täytäntöönpanosta. Jos kuitenkin seuraavassa Eurooppa-neuvostossa voimme saada sopimuksen Turkin kanssa aikaiseksi, se merkitsisi selkeää läpimurtoa. Tässä on kuitenkin kysymys vain yhdestä osiosta yhteisestä toiminnastamme. Kolmansien maiden kanssa tehtävä yhteistyö on myös avainasemassa, kun pyritään tukahduttamaan nämä vaaralliset maahanmuuttoreitit Eurooppaan. Luonnollisestikin ulkorajan vahvistaminen on myöskin etusijalla, kuten myöskin työ, joka tehdään Euroopan neuvostossa Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston perustamiseksi. Tiedän, että täällä parlamentissa olette ryhtyneet keskustelemaan kes- ehdotuksesta Libe-valiokunnassa ja jäämme odottamaan hedelmällistä yhteistyötä kanssanne, jotta voidaan varmistautua siitä, että se saadaan toimintaan mahdollisimman nopeasti. Kuten tiedätte, Eurooppa-neuvosto on pyytänyt poliittista sopimusta kahden toimielimemme välillä kesäkuun loppuun mennessä. Eilen minulla oli tilaisuus keskustella e- esittelijä Pabriksin kanssa ja e, tunsin, että molemmat osapuolet ovat halukkaita pääsemään samaan tavoitteeseen. Hyvä puhemies, käytyisin käsittelemään nyt tilannetta Länsi-Balkanin reitillä. Helmikuussa Euroopan neuvosto sopi siitä, että kaikki Schengen-alueen maat täytäntöönpanevat täysin Schengenin säännöstöä. Länsi-Balkanin reiti maahanmuuttovirrat ovat nyt päättyneet. Sieltä ei enää pyritä Eurooppaan ja tietysti tilanteen palauttaminen entiselleen on vaikeaa. Sillä on myöskin seurauksia kentällä ja se vaatii nopeaa toimintaa. Ensinnäkin, jos halutaan välttää humanitaarinen kriisi, meidän täytyy varmistautua siitä, että tarjoamme nopeasti apua niille, jotka sitä tarvitsevat erityisesti Kreikassa. Euroopan neuvoston helmikuun päätösten mukaisesti komissio viime viikolla esitti ehdotuksen hätätueksi EU-sisällä, ja me kannatamme tätä aloitetta. Ehdotus tämän työn puitteissa on jo alkanut, ja teemme voitavamme, jotta se hyväksyttäisiin ennen maaliskuun Euroopan neuvoston kokousta. Kuten tiedätte, tämä vaatii myös sitä, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät lisätalousarvion, jotta voidaan luoda oikea budjettikohta. Ja olemme valmiita työskentelemään kanssa, jotta varmistaudutaan siitä, että Kreikka saa sen tarvitsemansa tuen eurooppalaisen solidaarisuuden hengessä. Meidän täytyy myös toimia koordinoidulla tavalla, jotta voidaan palauttaa Schengenin alueen kunnollinen toiminta. Komission tiedonanto takaisin Schengeniin, josta keskustelitte eilen, ottaa esille ne eri askeleet, joiden avulla päästään tähän tavoitteeseen. Se on tärkeä panos, joka johdattelee toimiamme seuraavien kuukausien ajan. Hyvä puhemies, asiat tapahtuvat nopeasti ja meille varmaan on kaikille selvää se, että meidän täytyy tässä tilanteessa toimia nopeasti ja yhdessä. Maaliskuun Euroopan neuvostossa käydään kattavaa keskustelua kaikista näistä eri näkökohdasta, jotta voidaan asettaa suuntaviivoja tulevien kuukausien varalle. Toisin sanoen kaikki nämä kehityskulut saavat meidän täyden huomiomme. Samanaikaisesti emme saa kuitenkaan unohtaa muita haasteita, joita Euroopan unionilla tällä hetkellä on edessään. Siitä syystä maaliskuun Eurooppa-neuvostossa puhutaan myös työpaikoista, kasvusta ja kilpailukyvystä. Kuten tavallista keväällä Eurooppa-neuvosto keskustelee myös taloustilanteesta. Euroopassa tällä hetkellä on tapahtumassa elpymystä ja työttömyys, vaikka se on edelleenkin erittäin korkealla tasolla, on laskemassa. Vähitellen olemme tulossa pois kriisistä. Mitään ei kuitenkaan voida pitää itsestäänselvyytenä. Monella tavalla elpyminen on edelleen haurasta, emmekä me saa nyt vähentää, vaan meidän tulee vahvistaa ponnistuksemme. Vuosittainen kasvuselvitys käynnisti vuoden 2016 eurooppalaisen ohjausjakson ja maakohtaiset suositukset ovat tämän ohjausjakson ytimessä. Siitä syystä puheenjohtajavaltio on erityisesti painottanut niiden täytäntöönpanoa useissa neuvoston päätelmissä. Yhteiskeskusteluita käytiin täysistunnossa Brysselissä pari viikkoa sitten oli tässä suhteessa hyödyllinen. Eurooppa-neuvosto tarjoaa suuntaviivoja taloudellisten ja yhteiskunnallisten prioriteettien suhteen, joiden tulisi meidän toimintaamme ohjata. Ja kun puhutaan kasvusta, työpaikoista, innovoinnista, niin luonnollisestikin sisämarkkinat ovat kaikkein tärkein osa siitä, jotta saisimme kestäviä taloudellisia etuja. Olemme ilahtuneita siitä, että yhtenäismarkkinastrategian parissa työskennellään voimakkaasti ja että konkreettiset ehdotukset sen suhteen, digitaalisten yhtenäismarkkinoiden suhteen ovat nyt käsitteillä. Sillä on vielä paljon potentiaalia tarjottavanaan. <clears throat> Ja tässä suhteessa olemme ilahtuneita siitä, että Euroopan neuvosto <clears throat> painottaa sisämarkkinoiden merkitystä ja aikoo lisätä sen täyttä täytäntöönpanoa ja olemassa olevien säännösten käyttöönottoa yhä paremmin. Kesäkuun huippukokous tarjoaa tähän myöskin mahdollisuuden. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitos, rouva Henis Plasha. Seuraavana komission varapuheenjohtaja Dombrovskis. Olkaa hyvä. Honorable Mr. President. Puhemies, hyvä ministeri, hyvät jäsenet. Puhun tänään puheenjohtaja Junckerin nimissä, joten haluan välittää hänen viestin saman, jonka hän on tähän moneen kertaan lähettänyt. Meillä on poliittinen komissio, joka toimittaa poliittisia vastauksia näihin aikamme suurin haasteisiin. Nyt tämä pitää vaikka sen enemmän kuin koskaan Euroopan taloudenkin kohdalta euro edustaa poliittista hanketta, poliittisia hallituksia ja demokraattista vastuuvelvollisuutta. Samoin eh, taloudellinen strategia edellyttää poliittista keskustelua kaikilla tasoilla, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla lopussa meidät mitataan sen mukaan, kuinka olemme voineet vastata ihmisten hyvinvoinnin tilanteeseen. Ohjausjakso ei ole mikään muu kuin poliittinen prosessi, jota keskustelu johtaa siksi tämä parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat keskeisessä roolissa vahvistaakseen oikeutusta. Lisäksi te pidätte meitä vastuuvelvollisena Meillä on kompleksi maailmanlaajuinen ympäristö tällä hetkellä. Talousennustusten mukaan kasvu jatkuu Euroopassa kohtuullisesti, mutta merkittävissä osissa maailmaa on suuria haasteita. Nämä haasteet mukaan lukevat nousevien talouksien kasvun hidastumisen, kuten Kiinaan, geopoliittisen levottomuuden naapuruusalueilla ja globaalimarkkinoiden tilanteen ensi, tämä on noin neljäs vuosi Euroopan, Euroopan unionissa kasvaa, odotamme 1,9 prosentin kasvua. Euroalueessa eh, työttömyys on noussut korkeimmalle tasolle vuoden 2008 jälkeen. Nämä ovat edistyksen merkkejä, jotka eivät kuitenkaan riitä. 22 miljoonaa eurooppalaista on ilman työpaikkaa ja liian monet heistä ovat vielä alle 25-vuotiaita, kun komissio aloitti toimen, toimintansa. Strategian prioriteettina oli työpaikkojen ja kasvun saa, aikaansaaminen, investoinnit, rakenteelliset uudistukset ja vastuunalainen julkinen talous olivat myös tärkeitä. Tämä strategia on ohja, ohjenuorana kaikessa toiminnassamme vastautuntaisesta julkaista taloudesta budjettialijäämät äh, euroalueella ja EU:ssa ovat selvästi laskemassa. Euroalueella odotamme budjettialijäämän laskevan 2,2 prosentin luvusta viime vuonna alle 2 prosenttia tänä vuonna. Kansallisen velan vähentäminen on keskeistä. Se on markkina muistuttaa meitä siitä, mutta se on tärkeää myös tulevia sukupolvia ajatellen. Tänään ensimmäistä kertaa vuosiin velkataso on lähtenyt laskuun. Jatketaan tätä hyvää työtä. Rakenneuudistukset ovat jäsenvaltioiden käsissä. Maa, maakertomukset lähettävät selkeän viestin. Ne, joissa on lähdetty rohkeisiin uudistuksiin, pääsevät eteenpäin. Meillä on nyt mahdollisuus uudistaa talouksiamme kun tämä komissio aloitti työnsä, ensimmäinen toimimme oli nopeasti vastata yhteen Euroopan talouden suurimmista heikkouksista, nimittäin investointien puutteeseen. Tämän parlamentin avulla aloitimme merkittävän toimen, jolla saadaan lisää investointeja Euroopan unioniin, ja nyt näemme ensimmäiset tulokset tästä, ja ne puhuvat puolestaan. Ensimmäisen kuuden kuukauden kuluessa Euroopan strategisten investointirahastojen kautta on saatu yli miljardia euroa jäsenvaltioihin. 80 prosenttia näistä investoinneista ovat pääomaa. Tätä juuri haluttiinkin saada aikaan. Olemme siis pääsemässä eteenpäin, mutta juuri nyt olisi vielä kaksinkertaistettava ponnistukset jatkettava hyvää työtä. Nyt kun el- nyt on elpymisen aika, Tästä pääsen ohjausjaksoon, EU-ohjausjaksoon ja tämän parlamentin muotoilemaan poliittisen hankkeeseen ohjausjakson aikana hahmotellaan ri, riskejä ja pyritään kasvuun keskittymällä tärkeisiin prioriteettiin, prioriteetteihin voidaan koko Euroopan unionia vahvistaa. Viime kuussa julkaisimme maakertomukset jotka ovat tärkeitä välineitä politiikan muotoilussa. Siinä analysoidaan talouden ja sosiaali- sosiaali- sosiaalipolitiikan kehitystä ja varmistetaan, että jäsenvaltiot ovat asianmukaisesti valmistuneita. Nyt meillä on erilaisia tilanteita kaiken kaikkiaan. Jäsenvaltiot pyrkivät pääsemään tasapainoon ja ovat edistyneet viime vuodesta, mutta, mutta tilanne vaihtelee maasta toiseen. Kaiken kaikkiaan Näiden ponnistelujen kautta e, voidaan lähentää talouksia ja parantaa elpymistä. Makrotalouden epä menettelyyn osalta olemme saattamassa työtä loppuun. Tilanne on sen osalta parempi kuin viime vuonna. Se merkitsee, että olemme onnistuneet uudistuksessa ta- talouden uud- uudistuksissa ja pikkuhiljaa tulokset alkoivat näkyä 18 maata käsiteltiin perusteellisesti. Kuudessa ei ole tasapainoa, seitsemässä on merkkejä epätasapainosta ja viidessä on liiallista epätasapainoa. Tilanne vaihtelee maasta toiseen, mutta kaiken kaikkiaan tärkeimmät huolet koskevat sitä, että velkataso on hyvin korkea, julkinen velka on suurta ja myös kilpailukyvyssä on ongelmia. Tarvitaan päättäväistä politiikan vastausta tähän, kuinka, kuinka voimme saada kasvua aikaan ja lisätä sietokykyä. Tarvitaan rakenneuudistuksia, jotta voidaan paikata pitkäaikaisia heikkouksia. Tämä ei ole aina helppoa, koska uudistuksena on poliittinen hinta, mutta tämä on ainoa tapa saada talouksiemme potentiaali vapautettua ja saada kilpailukykyisyyttä lisää, luoda työpaikkoja kasvua ja parantaa sosiaalisia olosuhteita. Kaiken kaikkiaan lähempi valvonta ja vahva koordinaatio kantaa hedelmää ja meidän olisi vain jatkettava ponnisteluja eteenpäin. Nyt tässä kuussa ja ensi kuussa keskustelemme asiasta jäsenvaltioiden kanssa. EU-ohjausjakso on vielä lapsen kengissä, mutta olemme tehneet jo muutoksia, joiden kautta se on tehokkaampi, avoimempi ja vastuuvelvollisempi. Ja pian tulokset alkavat näkymään sosiaalisten tulosten ja työpaikkojen kautta ja koko prosessin virta, virtaviivastuu. Tarvitsemme tilaa vuoropuhelulle. Meidän on keskityttävä kiireisiin prioriteetteihin, jotta Kosvoa saadaan aikaan. Maa kertomusten julkaisemisella aikaisemmin mahdollistavan paremman keskustelun. Ne ovat myös paremmin kohdennettuja. Niissä keskitytään muutamiin prioriteetteihin, jotka edellyttävät hallitusten huomiota tulevina 12-18 kuukautena. Julkaisemme myös euroalueen suositukset ohjausjakson alussa. Näin saamme suuren kuvan varhaisessa vaiheessa ja voimme yhdessä ymmärtää, millaisia haasteita meillä on yhdessä vastattavana ja millaisia politiikkoja me tarvitsemme. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, Euroopan ohjausjakso on taloudenhallinnon väline. Sen uskottavuus riippuu analyysimme laadukkuusta, mutta myös avoimuudesta ja koko prosessin vastuuvelvollisuudesta. Tästä syystä joka kerta, kun vain mahdollista, parannamme sitä. Olemme tehneet muutoksia niin, että voimme käydä poliittista keskustelua kaikissa vaiheissa ja pyrimme rakentamaan siltoja myös tähän parlamenttiin. Näin saadaan aikaan kumppanuutta ja omistajuutta ja voidaan saada oikeutusta talouden hallinnolle. Näin voimme varmistaa sen, että saamme aikaan kasvua, mitä ihmiset haluavat. Lopuksi haluaisin todeta pari sanaa Euroopan unionin ja Turkin huippukokouksesta maanantailta tällä viikolla. Kuten olette nähneet, molemmat osapuolet sopivat askeleesti, joiden kautta voidaan merkittävästi rajoittaa laittomien maahanmuuttajien saapumista Euroopan unioniin. Periaatteessa Davutoglu, Turkin pääministeri, totesi, että se ottaa vastaan kaikki ne eh, Kreikkaan saapuvat eh, maahanmuuttajat, jotka eivät täytä kansainvälisen suojelun ehtoja eh, ja, ja vahvistettiin takaisinottosopimus. Myös Kreikan, Kreikan saarille saapuvat syyrialaiset palautetaan Turkin, koska he voivat hakea turvapaikkaa Turkissa ja ymmärrämme, että jokainen syyrialainen, joka otetaan Turkkiin, niin jokaista tällaista vastaan yksi Turkin, Turkilla, Turkissa oleva syyrialainen otetaan Euroopan unioniin. Tämä on todella merkittävä muutos. Näin voimme äh, tehdä tyhjäksi salakauppiaiden ja salakuljettajien liiketoimintamallin ja Egeanmeren kuljetusbisnes päättyy näin ainoa tapa päästä Euroopan unioniin on laillinen väylä, jotta se syyrialaiset pakolaiset voivat hyötyä tästä mahdollisuudesta. Meillä on uusi välineet pakolaisten tukemiseksi Turkissa. Meillä on alun perin ollut kolme miljardia, jota olisi vahvistettava vuoden 2008, 2018 jälkeen mitä tulee EUn viisumijärjestelmän vapauttamisesta, haluaisin korostaa sitä, mitä puheenjohtaja Juncker sanoi. Komissio haluaa varmistaa, että Turkki pitää kiinni sitoumuksistaan ja pitää kiinni näistä standardeista, joista on sovittu. Sama periaate pätee uusien neuvottelulukujen avaamiseen Turkin liittymisneuvotteluissa. Maanantain sopimusta on vielä työstettävä seuraavassa neuvoston kokouksessa 17.18. maaliskuuta. Euroopan unioni on tyytyväinen komission tiekartan koskien Schengenin toiminta sen merkitsee, että ulkorajoja vahvistetaan ja tehdään loppu niin sanottuun läpi päästölähestymistapaan ja vahvistaa kontrollia Euroopan tasolla. Kuten maanantaina todettiin, tämä etenemissuunnitelma edellyttää lisää tukea rajamailta alkaen Kreikasta. Komissio hyväksyi myös uuden hätä apuvälineen, jonka tarkoituksena helpottaa Kreikan tilannetta. EUn johtajat vetosivat neuvostoon, että se hyväksytään ensi viikon huippukokouksessa. Parlamentti budjettivallan käyttäjänä on keskeisessä roolissa, kun, kun tämä ehdotus puhalletaan henkiin. Komissio antaa tästä korjavan täydentävän talousarvioesityksen vuodeksi 2016 300 000 miljoonaa ja 200 miljoonaa joka vuosi tulee siihen lisään vuoteen 2018 asti. Rahoitusta ei oteta olemassa olevasta humanitaarisen avun ohjelmista EUn ulkopuolelta. Hyvä puhemies, komissio tekee työtä, jotta voidaan varmistaa koordinoitu vahva eurooppalainen vastaus ja luotamme tähän parlamenttiin niin, että se auttaa meitä sen toteuttamisessa. Kiitoksia. Kiitos paljon, herra Dombrovskis. Nyt sitten edustajista ensimmäisenä EVP-ryhmästä Manfred Weber. Hyvä puhemies, hyvä varapuheenjohtaja, hyvä entinen kollega. On kiva, että täällä on ministeri, joka on vanha tuttu. Ja itse asiassa saako siellä eturivissä kahvia? niin saako puhua vielä niin kauan kuin haluaa. No se on ihan hyvä paikka istua siellä eturivissä, mutta ehkä tässä voidaan eh, jälkikäteen sitten vaihtaa paikkoja ja katsoa miltä tuntuu. No hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin EPPn ryhmän puolesta sanoa, että on hyvä, että viime maanantaina pidettiin tällainen huippukokous, josta ensimmäistä kertaa saatiin ainakin näkyviin tämmöinen konkreettinen tulos. Me puhumme siitä, että Eurooppa ja Turkki nyt yhdessä pyrkivät löytämään ratkaisua ja vain se on kestävä ratkaisu. Ja nyt keinona on rajoittaa laitonta maahanmuuttoa Turkista Kreikkaan ja Tähän löytyy nyt hyviä ratkaisuja. On hyvin tärkeää, että Kreikka kerkkaa tuetaan, koska ne, jotka ovat tulleet Idomeniin, eivät jatkossa enää saa kärsiä samalla tavalla. Positiivista oli siis huippukokous ja se, että sieltä oli jotain tuloksia. Haluan kuitenkin selventää sen, että kun puhumme Turkista, meidän pitää myös kunnioittaa. Kunnioittaa Turkia 2,5 eh, miljoonaa ihmistä on Turkissa ja on jo 9 miljoonaa itse näistä maksanut ja on ottanut eh, eh, tehtäväkseen auttaa oman maansa alueelle tulleita. Me olemme liian pitkään katsoneet poispäin ja katsoneet vain omaan napaamme ja nyt meidän täytyy auttaa Turkkia. Nämä ovat ne kaksi asia, josta joista pitää jatkossakin keskustella. Siitä huolimatta meidän pitää muistaa, että kumppanuus Turkin kanssa on kumppanuutta, ei mitään muuta, ei riippuvaisuutta Turkista. Kun puhutaan Turkista, ei voi olla niin, että jatkossa Turkki nyt sitten päättää siitä, kuinka monta maahantulijaa ja pakolaista se Eurooppaan päästää ja painostaa meitä sillä. E, ei tietenkään voida sanoa myös, että Marokosta avataan rajat. E, e, ei voida kuvitella, että Marokko ajaa, avaa rajansa Espanjaan päin. Me emme siis olla riippuvaisia Turkista. Turkin pitää olla itse kykenevä sulkemaan rajansa tai valvomaan rajojaan samalla kun me valvomme omia rajojamme Tietenkin, kun me puhumme Euroopasta, niin kun puhutaan viisumista, viisumivapautukista, niin meidän pitää kriittisesti katsoa sitä, että kansanpuolue haluaa keskustella rakentavasti viisumikysymyksestä, mutta emme saa kuitenkaan kantaa liikaa huolta. Turkin pitää noudattaa kaikkia vaatimuksia ja sääntöjä. Ja kun puhutaan esimerkiksi tietosuojalaista Turkissa, joka e, ei ole edelleenkään mahdollistanut tämmöistä riippumatonta tietosuojavaltuutetun toimiston perustamista. Ja Turkki ei ole määräajoista pitänyt kiinni. Haluan korostaa, että meidän kannaltamme ei voida antaa blankkoa sekkiä Turkille. Ja se tarkoittaa myös sitä, että Euroopan neuvoston pitää ehkä yksityis yksityiskohdista tällä hetkellä antaa olla, koska tällä hetkellä neuvoston tehtävänä ei ole lainsäädäntöä katsoa, vaan meidän parlamentin. Kun puhumme kumppanuudesta emmekä riippuvuudesta, niin silloin pitää katsoa, että ne rahoitusvälineet, jotka nyt ovat, jotka nyt ovat päätyvät sinne, minne niiden pitää päätyä. Hannes Hahn pitää katsoa, Hannes Hannin pitää katsoa, että nämä rahat menevät nimenomaan äh, leireille ja, ja projekteihin eikä suoraan hallitukselle. Siis kumppanuus, ei riippuvuutta. Tämä on se kansanpuolueen viesti, jonka haluamme tuoda eteenpäin. Haluan kyllä sanoa vielä, että meidän pitää pitää asiat edelle, erillään. Maahanmuutto on kysymys, joka pitää ratkaista, mutta Euroopan unionin laajentuminen ja Turkin täysjäsenyys on täysin eri asia. Tässä on kaksi täysin eri, eri asiaa, jotka pitää pitää erillään. Meidän ryhmässämme ei ole epäilystäkään siitä, e- että me edelleenkin Turkin täysjäsenyyttä katsomme skeptisesti, mutta kuitenkin meidän pitää sanoa Turkille selkeästi, että jos haluaa kumppanuuteen EUn kanssa, niin silloin se ei saa etääntyä Euroopasta. Nämä viime päivien hyökkäykset mediaa kohtaan ovat tuomittavia ja myös lehden hankkiminen hallituksen hallintaan ei ole hyväksyttävää ja, ja, ja siellä oli Erdoganista, etusivulla Erdoganista suuri kuva etusivulla, joka oli selvästi hallituksen määräämä artikkeli. Ja senpä takia Turkin presidentille vetoamme, että nyt voitte osoittaa kumppanuudessanne, että Turkki on kykenevä tähän kumppanuuteen. Ja nyt ette saa hyökätä mediaa kohtaan, ettekä saa luoda Turkkiin autokraattista valtiota. Älkääkä etäännyttäkö Turkkia Euroopasta edelleen. Ja ihan lopuksi, hyvät kollegat, äh, ensi viikon teemoihin, nimittäin äh, euroon ja ohjausjaksoon, johon äh, komissaari Domkovskis tässä puuttui. Senhän pitäisi olla keskiössä ensi viikon huippukokouksessa. On hyvin tärkeää, että uudistuksia saadaan aikaan, varsinkin kansanpuolueen ohjaamissa maissa on hyvin tärkeää, että velkaantuminen ei lisänne ja että kasvu pääsee käyntiin. Ja tällä kurssilla meidän pitää pysyä. Ne maat, jotka nyt ovat hyvällä kurssilla, niin me tätä tietä pitää jatkaa itsetietoisina eikä riippuvaisina kenestäkään muusta. Kiitos. Seuraavana sosiaalidemokraattiryhmän puheenjohtaja Gianni Pitellä. Kiitoksia puhemies. Tervetuloa. Hyvä ministeri Janin. Haluaisin kommentoida tätä sopimusta, mutta sopimusta ei vielä ole. Tämä on merkki hallitusten Euroopasta, joka ei enää osaa tehdä päätöksiä Euroopan pelastamiseksi ja erityisesti miljoonien sotapakenevien syyrialaisten pelastamiseksi. Turkin kanssa tehtävä sopimus on tarpeellinen askel ja siinä ei saisi olla mitään epäselvää. Nämä ihmiset ja ajattelevat erityisesti lapsia, tyttöjä ja poikia jotka ovat todella, he ovat ihmisiä, he eivät ole numeroita, he eivät ole kauppatavaraa. Sanon tämän erittäin selvästi. Tämä sopimus ei voi olla mitään kaupankäyntiä ihmisten ja pakolaisten selkänahan kustannuksella. Va- lehdistön vapaudesta, ilmaisuvapaudesta ei neuvotella. Salman lehden sulkeminen ja Euroopan parlamentin esittelijän Kati Piirin kohtelu on hyvä, että puhemies Schulz eh, sitä kritisoi huippukokouksessa myös kurdivähemmistön suhtautuminen ovat kaikki kielteisiä merkkejä, jotka vaikuttavat neuvotteluihin. Meidän on pidettävä erilleen nämä so- nämä pakolaiskriisineuvottelut ja eh, liittymisneuvottelut, samoin kuin viisumi vapauttamisen neuvottelut. Ensin Turkin on tehtävä se, mitä se on tehtävä, jotta komissio voi tehdä tällaisen ehdotuksen ja parlamentti voi sitten käsitellä sen ja tehdä päätöksen. On aivan oikein, että unionin rahoituksellisesti tukee Syyrian pakolaisia, jotta varoja annetaan kansalaisjärjestöille eikä Syyrian hallitukselle. Tämä ei ole kuitenkaan mikään avoin valtasekki, vaan tarvitaan täyttä yhteistyötä. On noudatettava ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta, erityisesti Geneven yleissopimusta, niin että voidaan saada aikaan ihmisarvoinen ratkaisu maahanmuuttajille ja pakolaisille. Enkä voi unohtaa Kreikkaan vaarana, että Kreikasta tulee tällainen pakolaisten häkki, jossa on vain sisääntuloportti, mutta ei ulos lähtöporttia Kreikan kansaa ja viranomaisia on tuettava. Tarvitaan humanitaarista apua, niin kuin komissio on tehnyt on tehtävä sisäisiä siirtoja, on saatava kymmenet tuhannet pakolaiset muihin maihin Euroopan, niin kuin on jo päätetty. Mutta ennen, ennen tätä on kuitenkin suljettava kaikki salaiset salakuljetusreitit, ei ainoastaan Makedonian reittejä, vaan myös reitit, jotka kulkevat Bulgarian ja Albanian kautta. Ja sitten on ongelman ydin Syyria joka on nyt jo Euroopan periferiassa. Se, mitä tuossa maassa tapahtuu, vaikuttaa valtavasti omiin maihimme. On siis saatava tulitus loppumaan Syyriassa. Meillä on, me tarvitaan poliittinen sopimus, sopimus Euroopan ja Mogherinin johdolla. Meillä on eh, suuri eurooppalainen haaste tässä, mutta on katsottava myös Välimeren yli Afrikkaan, jos haluamme elää, jos emme ala halua, jos emme halua elää loputtomassa hätätilanteessa, Turkki, Venäjä tai muut maat, olkoon kenestä tahansa kysymys, vastustamme sitä, että eurooppalaiset ongelmat siirretään muihin ja ulkoistetaan muihin maihin. Ei muiden tarvitse meidän ongelmia äh, ratkaista. Jäsenvaltioiden on kannettava vastuunsa sitovien päätösten kautta ja meidän ei pidä odottaa sitä, että muut tekevät sen, minkä meidän on itse tehtävä. E, eurooppalaisen sivilisaation laskeminen onnistuu vain, että palautamme moraalin ja ihmisarvon, joka on tuonut meille arvostusta kaikkialla maailmassa. Kiitos. Seuraavana ECR, herra Kamer. Last week. Viime viikolla Dombrovskis antoi erittäin selkeän viestin mahdollisille laittomille maahanmuuttajille, kun he sanoivat, että älkää tulko Eurooppaan, älkää uskoko salakuljettajia. Vihdoinkin eurooppalainen johtaja, joka pyrkii rikkomaan yhteyden sen välillä, että noustaan veneeseen ja kierretään laillisia maahanmuuttoreittejä. Nyt voimme keskittyä siihen, miten voimme auttaa niitä pakolaisia, jotka ansaitsevat apumme heti näillä konfliktialueilla. Sanokaamme kuitenkin selvästikin se, ei meidän vihollisiamme ole ne pakolaiset, jotka pakenevat sotaa ja konflikteja. Eivät myöskään ne lailliset ma- maahanmuuttajat, jotka, vaan meidän vi- vihollisemme ovat ne, jotka haluavat hyödyntää tätä tilannetta tilaisuutta hyväkseen ja harjoita laitonta maahanmuuttoa, kuten myöskin salakuljettajat, jotka eivät lainkaan arvoista ihmisen rahtinsa e, elämää. Maanantaina EU-johtajat sopivat jäsentelystä Turkin hallituksen kanssa. Minun täytyy kuitenkin nyt todeta, että minulla on tiettyjä varaumia tämän prosessin suhteen. Siinä saamme nähdä muutaman johtajan, jotka neuvottelevat Turkin kanssa EUn nimissä itse asiassa kysymättä muutamalta mitään. Toiseksi minusta on vaikea nähdä, miten paljon tässä nyt on sekä laillista että käytännönläheistä, jopa epätoivoisina hetkinä. Pitäisikö meidän vain repiä omat sääntömme ja kansainväliset yleisopimuksemme? Ja kolmanneksi olemme kovin huolissani siitä, että me tässä nyt korvaamme yhden maahanmuuttoviran toisella, kun tarjotaan Turkille viisumivapautta, miettimättä suinkaan sen seurauksia. Toiseksi, millä tavalla tämä 6 miljardia annetaan? Sidotaanko se selkeisiin tavoitteisiin, joihin täytyy päästä, vai olisiko parempi käyttää tuo suuri määrä rahaa täällä, kun otetaan vastaan, prosessoidaan ja palautetaan? Ne meistä, jotka uskomme mediavapauteen, meidän tulisi olla huolissamme siitä, millä tavalla Turkki toimii saman lehteä kohtaan. Jos meidän tulee työskennellä Turkin kanssa ystävinä maahanmuuttokysymyksinä, niin silloin ystävinä meidän tulisi olla myös rehellisiä ja ottaa esille se, onko EU-jäsenyys realistista ja huolenaiheista, jotka koskevat vapautta Turkissa. Meidän täytyy joka tapauksessa ymmärtää, että me saa hallittua tätä kriisiä ennen kuin kaikki käsitämme, että mitään yhtä yksittäistä ratkaisua ei ole tämän kriisin ratkaisemiseksi. Me teimme Ähm, uudelleensiirtojärjestelyissä tämä virhe viime vuonna. Ja vaikka me emme kykene ehkä tyrehdyttämään näitä virtoja täysin, niin voimme osoittaa, että eivät rajamme ole suinkaan vapaita. Me voimme myös äh, tarkastella sitä, miten voimme nopeuttaa palautuksia ja ottaa enemmän äh, käyttöön takaisinottosopimuksia. Nopeuttaa myöskin hakemusten käsittelyä ja nato laivoja voidaan laittaa Egeanmerelle. Meidän tulisi myös kirjoittaa uudelleen Dublinin sopimus eh, tämän kriisin keskellä? Se on yksi vaihtoehto vai pitäisikö sitten tarkastella sitä, miten voisimme toimia tehokkaasti ja auttaa niitä, joita panostaa eniten. Dublin on epäonnistunut, koska maat eivät enää täytäntöönpane sitä. Kyllä, Kreikassa on suuri humanitaarinen kriisi, mutta EU-politiikot tekevät suuren virheen, jos ne pyrkivät artikla 78 nojalla toimimaan niin kuin jotkut poliitikot ehdottavat. No, te katsotte, mm, katsotte minua, Gi. Ajattelen, että hyökkäätte kimppuuni niin tänä vuonna. Niin mainitsette aina kamalin puheenvuorossa, niin se on kyllä tietysti aivan hienoa. En tiedä, mainitsitteko nimeni myös unissanne. Mutta näin tärkeässä kysymyksessä pyytäisin sinua ja kaikkia muitakin, että ei otettaisi poliittisia irtopisteitä vain vastaan, vaan että kaikki tekisimme yhteistyötä, että löytäisimme tehokkaita ratkaisuja. Ei ole mitään yhtä yksittäistä ratkaisua, ei kannata toimia niin, että päästään vain otsikoihin, vaan löytää käytännöllisiä ratkaisuja pakolaisten henkien pelastamiseksi. Tämän me olemme velkaa kansalaisillemme ja niille pakolaisille, jotka todella tarvitsevat apuamme. Ja meidän tulee tyrehdyttää niiden virta, jotka eivät pakolaisia ole, kantaa vastuumme ja löytää suojapaikka niille, jotka todella pakenevat henkensä edestä. Herra Kamal. Herra Ederich haluaisi esittää teille kysymyksen. Niin, lä- lähinnä kaikki ukipilaiset ovat nyt pyytäneet puheenvuoroa, mutta annan vain yhdelle herra Aderichia nyt ensimmäisenä tämän esim. Hän pyysi ensimmäisenä ensimmäisenä tämän korttinsa pystyyn. Thank you, sir, for choosing me. Kiitos, että valitsitte minut. On hyvä, että kaikki haluavat keskustella Kamalin kanssa. Viimeis kun keskustelimme, minä kysyin teiltä Turkista ja te itse asiassa pääministerin kantaa vastaan vastasitte koskien Turkin jäsenyyttä EU:ssa. Nyt haluaisin kysyä, että itse asiassa oletteko edelleenkin pääministeriänne vastaan? ja, ja mitä tässä tulee suojelurahojen maksusta, niin siellähän ollaan itse asiassa, hehän laittavat EUn polvilleen. No katsokaa nyt sitten, miten nämä neuvottelut mennään ja tuleeko jotain uusia ratkaisuja sitten teillä mieleen? Mr. Etheridge edustaja Etheridge, olette joko naivi tai todellinen optimisti, jos oletatte, että minä seison täällä ja kritisoisin puolueeni puheenjohtajaa, maani pääministeriä. Herätkääs nyt tai hankkikaa kahvia ennen kuin tulette tänne parlamenttisaliin. <laughs> Mutta se, mitä teille sanoisin, on se, että kritisoitte häntä myös neuvotteluissa. Ei yksikään pääministeri ole tehnyt enempää erilaisen suhteen neuvottelemiseksi EUn kanssa kuin tämä tämänhetkinen pääministeri, ja siitä teidän tulisi kiittää häntä. Schön. Hienoa. Seuraavana puheenvuoro liberaaliryhmän puolesta Verhofstadt. So, uh, I... Puhemies, ymmärsin, että minä en nyt en saa katsoa enää edustaja Kamalia. No, yllätän hänet, koska edustaja Kamala itse asiassa olen yhtä mieltä näistä kriittisistä kohdista, jotka esititte koskien tätä ehdotusta. En kiellä sitä, että tarvitsemme käytännönläheisiä teknisiä ratkaisuja Turkin kanssa osana globaalia lähestymistapaa mutta ei tämä ole mikään käytännöllinen tekninen järjestely, vaan sopimus Turkin kanssa, jossa ulkoistamme omat ongelmamme. Tämä on sopimus, jossa itse asiassa annamme avaimet Euroopan porteilta turkkilaisten käsiin, ottomani imperiumin ja, ja, ja, ja seuralaisille Erdoganille. Hän päättää nyt Euroopan unioniin pääsevistä henkilöstä, koska mitä tässä on oikeastaan sovittu? Me kun yhdessä estämme sen, että Euroopan unioniin pääsisivät syyrialaiset ja muut ihmiset ja Turkki yksittäisesti päättää, kuka on sellainen pakolainen, joka voi tulla tänne Eurooppaan. Tällaisen kaupankäynti yksi yhtä vastaan. Jotkut syyrialaiset ehkä tulevat, mutta esimerkiksi Afganistanilla, Afgina, Afgani tai ISISiä pakenevat afganistanilaiset eivät pääse, tai kurdit, jotka haluavat päästä Irakista tai muista maista, niin eivät varmastikaan pääse tuohon mukaan. Me olemme tässä samalla puolella kerrankin, edustaja Kamal. Minun mielestäni tämä sopimus on hyvin ongelmallinen. Tässä on kollektiivisesta palautuksesta kysymys. Minun silmissäni tämä on kiellettyä. Tämä on kielletty Geneven yleissopimuksessa. Tämän lisäksi, hyvät kollegat, on muistettava se, että Turkki riski on erittäin heikko, kun äh, Geneven yleissopimuksen osanotto, äh, se ei ole useitakaan pöytäkirjojen edes ratifioinut. Yksi esimerkki, Turkki ei anna poliittista turvapaikkaa syyrialaisille, hän antavat poliittisen turvapaikan ainoastaan pakolaisille, jotka tulevat äh, Euroopan neuvoston maista. He eivät myöskään anna turvapaikkaa sisäisten konfliktien uhreille, kuten esimerkiksi Turkin kaakkoisosassa olevan selkkauksen uhreille. Tämä on erittäin ongelmallista. Näin pyydämme maata, joka ei ole täysin hyväksynyt äh, Geneven yleissopimuksen kaikkia pöytäkirjaa ja nyt te ke- käytte kauppaa heidän kanssa. Vähän niin kuin amerikkalaiset sanoisivat meksikolaisille, että no meksikolaiset, hoitakaa te rajat tulevaisuudessa. Näin me teemme täällä. Minun mielestäni tämä on kyllä valtavan ongelmallinen sopimus. Sitten Ymmärrän kyllä tämän järkeilön ja Dombrovskis ja ministeri sen toistavat tänään. Tämä on tapa tehdä loppu salakuljetuksesta. Tämä on ainoa tapa lopettaa ihmiskauppa. No, minun on sanottava, että en ole ollenkaan tätä mieltä. Olen aivan päinvastaista mieltä. Nyt vähennetään sisääntulomahdollisuuksia Euroopan unioniin hyvin rajoittavalla tavalla niin, että ainoastaan Turkilla on mahdollisuus yksittäiseltä pohjalta mahdollistaa pääsy Euroopan unioniin. Mitä sitten tapahtuu? Nämä toivottomat, epätoivoiset pakolaiset hakevat tietenkin vaihtoehtoisia reittejä Eurooppaan. Ja kerronpa teille, että muutaman viikon jälkeen täällä parlamentissa käymme keskustelua siitä, kuinka Lampedusassa on taas ongelmia, kuinka kuinka on uusia reittejä Albaaniassa, Maltan kautta, Bulgarian kautta, me emme ratkaise ongelmaa näin, koska ongelma ei voida ulkoistaa muiden ratkaistavaksi, kolmansien maiden ratkaistavaksi, vaan meidän on itse Euroopan unionissa ratkaistava tämä ongelma, ja näin ei ole nyt tehty. Joten vetoamukseni teille, Dombrovskis ja Blashard, nyt on tehtävä se, mitä on tehtävä ensinnäkin. Tehtävä päätös eurooppalaisesta raja- ja merivartiosta e, voimme sitä, olette sanoneet, että tätä edistymme, me olemme edistyneet jo kuukausia. Miksi ette käytä artiklaa 78.2 perussopimuksessa? Artikla 78 antaa teille mahdollisuuden ryhtyä hätätoimiin, mikäli kyseessä on suuri maahanmuutto- ja pakolaisvirta Eurooppaan, niin te ette tee sitä, ette te tarvitse mitään lain, lainsäädäntöä parlamentilta neuvolta. Voitte toimia nykyisen perussopimuksen pohjalta. Tehkää niin, aloittakaa siitä perustakaa tämä Turkin ja Kreikan rajalle tämä rajavartiosta. Sitten nämä kolme miljardia. Voivatkohan jäsenvaltiot muuten maksaa nämä kolme miljardia joskus? Eikä niin, että sitä maksettaisiin Turkin viranomaisille tai kansalaisjärjestelmään suoraan pakolaisleirille, pakolaisille niin, että että pakolaisten ei enää tarvitse elää seitsemällä dollarilla kuukaudessa, koska tämä on syy, miksi he tulevat tänne, koska heidän on selvittävä seitsemällä dollarilla kuukaudessa. Kolme miljardia on saatava suoraan pakolaisten taskuun. Sitten viimeiseksi vielä meidän on muutettava turvapaikkajärjestelmäämme, Dublin-järjestelmää. Tiedättekö, mitä itse asiassa teemme? Mehän emme muuta Dublinia, vaan olemme ottaneet Turkin mukaan Dublinin järjestelmään. Näin olemme nyt päättäneet. Sen sijaan, että olisimme muuttaneet Dublinin järjestelmää perusteellisesti ja te jakaneet oikeudenmukaisesti taakan Euroopan unionin sisällä. Alussa olin sitä mieltä, että no, ehkä tämä sopimus auttaa, mutta mitä paremmin siihen tutustun, sitä vaikeammaksi sen näin, sitä skeptisemmäksi tulen ja minulla on yksi pyyntö Blasharilta, pyytäkää, että Tusk tekee tämän uudestaan ja, ja saa aikaan todellisen eurooppalaisen sopimuksen. Kiitos, herra Verhofstadt. Herr Verhofstadt, die Frau Abgeordnete eh, Grappini haluaisi esittää teille kysymyksen, herra Verhofstadt. Olkaa hyvä domnule președinte eh, este clar nemulțumirea dumneavoastră. Kiitos. Niin onhan ihan selvää, että ette ole tyytyväinen tähän tulokseen. Minulla on selkeä kysymys teille. Sen varapuheenjohtajan puheen jälkeen, oletteko sitä mieltä, että, että meillä on joku selkeä ohjelma, johdonmukainen, niin että loppuvuoteen mennessä asia saadaan ratkaistua? Tällainen projekti, jolla ongelma saadaan ratkaistua. Pitäisikö sillä nyt sitten kuukausittain löytää kolme tai neljä ratkaisua? Miten te näette nyt sitten Euroopan jakautumisen Schengenin ja ei-Schengenin? Ennen kuin vastatte, herra Verhofstadt, hyvät kollegat, Rova Grappini, jos te puhutte nopeammin kuin mitä tulkit voivat kuulla, niin eivät he pysty kyllä kääntämäänkään. Pyytäisin sen takia kaikkia kollegoita, että puhukaa nyt sellaisessa rytmissä, jota myös tulkit voivat kuulla ja seurata. Niin, mahtaako tolkkauksessa hukkaa tämä Schengen tai ei Schengen asia? jäädä jotenkin, on selvää, että tarvitaan yhteinen ratkaisu, eikö ongelma koske Schengenia, vaan tämä on niin kuin euro. Aloitettiin eurosta, sitten tehtiin se virhe, että meillä ei ollut euro, ja Schengenissä sama asia, Schengen pantiin käyntiin, niin sitten sanotaan, oi hitto, eihän meillä ole ollenkaan mitään rajavartiosta eikä merivartiosta, eihän meillä ole yhteistä turvapaikkajärjestelmääkään. Oho, joten meidän on otettava nyt oppia menneisyydestä eikä aloitettava, että no niin, turkit, turkkilaiset hoitavat ongelman. Meidän on kannettava vastuumme. Eh, Schengenin sisä- ja ulkopuolella. Herra Verhofstadt, niin kysymys, jota ette ymmärtäneet, sai kuitenkin aika laajan vastauksen. Ihan hyvä teiltä. Seuraavana Kuen eh, puolesta rouva Zimmer. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat minkälainen kuva nyt EU-sta syntyy maanantaina äh, hallitusten puheenjohtajat, istuvat äh, pöydän ympärillä ja, ja katsovat sitten käsiään ja kuuntelevat, mitä Turkin äh, hallituksen johtaja nyt sitten suostuu tarjoamaan ja sitten sen pohjalta saadaan ratkaisu. Mutta mistä tästä nyt sitten oikeastaan neuvoteltiin? Täytyy kyllä sanoa selvästi, että kun puhutaan ihmisistä ja perusoikeuksista, niin niillä ei voi käydä kauppaa. Kukaan ei voi käydä kauppaa niillä, ei EUkaan. Ja se, mitä nyt ehdotettiin, vai, muistuttaa kyllä tällaista historiasta, kun nyt sitten määritellään pakolaiset oman alkuperänsä mukaisesti ja me tässä ei noudateta edes kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Ajattelen niitä kuvia, jotka Idomeenissa odottavat pääsyä EU-hun, että pääsisivät eteenpäin ja tämä, tämä oikeus heiltä eh, viedään pois. Ja kukaan, ne jotka täällä nyt keskustelevat siitä, että meillä olisi jonkunnäköinen eurooppalainen ratkaisu, no ei meillä ole niin kaukana olevaa ratkaisua kuin tällä hetkellä EUn perusarvoista. Se mitä maanantaina saatiin aikaan, mikä oli tarkoitettu eurooppalaiseksi sopimukseksi, jonka valtion päämiehet saivat, joka keskittyy niihin kysymyksiin, jotka vain itse asiassa koskevat tiettyjä valtioita. Eikä tässä oikeastaan ollut mistään muusta kyse. Ja tämä edellis huipparissa päätettiin olla sulkematta rajoja seuraavana päivänä ne suljettiin. Maanantaina valtionpäämiehet lähtivät kotiin ja seuraavana päivänä kuulimme, että taas uusi valtio on sulkenut rajansa. Katsotaanpa Kreikkaan. No ihan hienoa, että komissio nyt on tehnyt ehdotuksen, että luodaan uusi väline, jotta saadaan aika humanitaarista apua Kreikalle. Ja että järjestöjä tuetaan jatkossa. Mutta eihän se nyt muuta ongelmasta yhtään mitään. Mikään ei muuta sitä taakkaa, joka Kreikalle nyt on kannettavanaan ja muut jäsenvaltiot eivät ole solidaarisia sitä kohtaan. Minun käsitykseni mukaan tiedän oikein hyvän, mitä tarkoittaa, kun, kun ö, rakennetaan rajoja ja muureja. Ja minä voin sanoa vain, että jos tämä ö, peruste on se, että kenelläkään ei ole ai, ö, aietta aikomusta eh, tehdä Kreikasta jollain tavalla hallitsematonta läpikulkupaikkaa. No itse asiassa maanantaina niin sanottiin, että näin ei pitäisi ollakaan. Niin ei tämä kreikkalaisille ole kreikkalaisten asia. No silloin täytyy sanoa, että tämä on täyttä soopaa ja tässä ei ole minkään näköistä solidaarisuutta EUn tasolla nähtävissä. Turkista jos joku antaa itsensä Turkin käsiin, niin unohtaa itsensä tämä hallitus, joka Turkissa nyt on. Mehän tietenkin aina kannatimme neuvotteluja, äh, Turkin jäsenyysneuvotteluja, mutta olemme sitä vastaan, että kaikki vaatimukset, kaikki kriteerit, kaikki sopimukset, jotka koskevat jäsenyyttä yleisesti, jätetään syljä. Meillä on nyt diili maan kanssa, joka on valmis tappamaan omia kansalaisiaan, pommittavat kurdeja ja ja, ja itse asiassa siellä käytetään islamistisia sotilaita syyrialaisia vastaan. Tällä tavalla ei me toimita, me emme voi hyväksyä tätä ja meidän pitää tätä ryhtyä vastustamaan. Kiitos. Seuraavana vihreät puheenjohtaja Lamberts. Kiitoksia, hyvä puhemies Moraalinen konkurssi. Nämä ovat ne sanat, jotka tulevat mieleen maanantain huippukokouksen jälkeen. Moraalinen konkurssi sen sijaan, että olisi asetettu sanktioita ja nyt annetaan kaikki valtuudet henkilölle, joka sortaa demokratiota, joka voittaa vaalit, joka käynnistää kansalaissodan ja pommittaa omaa ja kansalaisiaan. Moraalinen konkurssi sen takia, että kun halutaan mitata sodan vaikutuksia ja katsotaan pelkästään lukumäärää, niiden suhteen, jotka pyrkivät Euroopan unionin vähemmän laillisten reittien kautta. Ja tietysti vähennetään tästä vielä ne, jotka ovat kuolleet matkalla viisumi. Mikään ei ole riittävää tälle Putinille tuolla alueella. Ja monet ovat tässä tarkastelleet esimerkiksi tilannetta, mikä on esimerkiksi ollut turismin ja matkailun tilanne Flanderin rannikolla suhteessa tähän tilanteeseen. Hyvät naiset ja herrat, Valtioiden, hallitus, valtioiden hallitusten päämiehet pyrkivät ottamaan käytäntöön sellaisia menettelyitä, jotka äh, kyseenalaistavat Euroopan unionin velvollisuuden sekä moraalisesti että laillisesti. Tietysti me pyrimme varmistamaan laillisia maahanmuuttoreittejä Eurooppaan päin. Samalla kuitenkin meidän täytyy ottaa huomioon se, että monet pakenevat sotaa. Me emme voi asettaa ehtoja ja palauttaa ihmisiä suoraan Turkiin Geneven yleissopimuksen puitteissa. Muistutan siitä, että kaikilla pakolaisilla on oman äh, hakemuksensa tarkastelun oikeus. Jos katsotaan sitä, että tarjotaan nyt miljardeja sille, että me auttaisimme henkilöitä tuolla paikan päällä, niin silloin ainakin kyettäisiin näillä rahoilla hoitamaan vastaanotto täällä. Muistutan siitä, että Euroopan unioni otti viime vuonna vastaan pakolaisia 0,25 prosenttia suhteessa me väestöön. Se on sata kertaa vähemmän kuin esimerkiksi Libyan kaltaiset hauraat maat tekevät, tai Jordania, joka ottaa vielä paljon enemmän kuin, äh, kuin Turkki, joka, jolle nyt me tarjotaan. Jordania sitä apua tarvitsisi meidän yhteinen määrätietoisuutemme vastata, kantaa vastuumme ja toimia Erdogania vastaan. Muistan siitä, että geopoliittisesti Turkki on hauras ja taloudellisesti myöskin. Se tarvitsee aivan ehdottomasti yhtä paljon Eurooppaa kuin Eurooppa tarvitsee Turkkiaa. Tämän kaltaisen politiikan ensimmäinen menestyksen avain on se, että meidän eurooppalaisten täytyy toimia yhdessä. Kaikki yhdessä onnistumme. Ja haluaisin kiinnittää huomioon ja kahteen maahan erityisesti. Hennis Plashart edustaa Alankomaita ja olette valtion edustaja. Teillä on poliittinen liberalismi erittäin tärkeässä asemassa silloin, kun uskontosotia käyttöön Alankomaat oli kaikkien pakolaisten vastaanottajamaana. Ja kun puhutaan Ranskassa, sen sijaan, että se osoittaisi solidarisuutta kaikille ja että se antaisi oppitunteja liitokanslerille, niin se hoitaa suhteitaan Saudi-Arabiaan ja minä haluaisin, että Ranska kantaisi vastuunsa, jos se haluaa olla ihmisoikeuksien edustaja myös tulevaisuudessa. Sen täytyisi kantaa myös osa tästä johtajuudesta, jota Euroopassa puuttuu. Ja lopuksi päätän tähän, hyvä puhemies. Kun katsotaan Katsinskia tai Orbania, Fitsoa, Moranoa, Pegidata tai, muu, tai Löpeniä tai muita, jotka pyrkivät tekemään mantereestamme linnoituksen. Tää, juuri täällä sanoissa mm, salissa Paavi puolitoista vuotta sitten käytti puheenvuoron. Hän sanoi, että meidän täytyy yhdessä tehdä ratkaisuja tähän. Me emme saa tehdä välimeristä suurta hautausmaata. Euroopan tulee kyetä vastaamaan näihin ongelmiin kunhan se selkeästi ottaa esille oman kulttuuriidentiteettinsä ja ottaa käyttöön riittävää lainsäädäntöä, joka samanaikaisesti kykenee suojaamaan eurooppalaisten kansalaisten oikeuksia ja varmistamaan maahanmuuttajien vastaanoton. Toiseksi, jos ottaa käyttöön oikeanlaista rohkeaa politiikkaa ja katsoo tilannetta näissä alkuperämaissa – siitä syystä on tärkeää toimia samanaikaisesti sekä syyden että seurausten suhteen. Haluan muistuttaa, että se, joka haluaa rakentaa muureja siltojen sijaan, ei ole mikään kristitty. Meidän täytyy ottaa se huomioon. Meidän täytyy rakentaa nimenomaisesti siltoja eikä muureja, ja minä muistutan siitä, mitä meidän on vielä tehtävä. EFTD-ryhmän puolesta mm, puheenjohtaja Borelli. Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran edessämme on tilanne, joita on yhä useammin edessä keskustelussa maahanmuutto ja talouskriisi. Nämä kaksi asiaa ovat erilaisia luonteensa ja dynamiikkansa kannalta, mutta niihin on samanaikaisesti kiinnitettävä huomiota, koska ne ovat niin merkittäviä. Meidän on tunnustettava, että, että niiden osalta toimet ovat olleet tehottomia. Vaikka olemme ponnistelleet talouskriisin nujertamiseksi, emme ole onnistuneet siinä, että suurin osa kansalaisista pääsisivät selvimmille vesille solidaarisuutta on puuttunut erityisesti menetelmän osalta, Kreikan kansan osalta. Tämä ei mitenkään rauhoita meitä kansalaistemme keskuudessa. On todella heikossa asemassa olevia henkilöitä. Sitten maahanmuuttokriisi. Meiltä puuttuu sellaiset mekanismit ja välineet, joiden, joita kyllä löydettiin rahoituskriisin hoitoon. Hallitukset tällaisessa maahanmuuttotilanteessa, jossa numerot eivät ole mitenkään merkittäviä, ovat vaatineet, että sääntöjä murrataan ja esittävät tämän sitten Euroopan yhdentymisen saavutuksena. Viimeisen neuvoston tulokset jälleen kerran vahvistavat tällaisen ristiriidan. Ihan hiukan päästään eteenpäin, mutta periaatteessa kaikki lykätään seuraavan kokouksen. Tällainen toimintatapa on johtanut hankalan tilanteeseen. Tässä Turkin hallitus vasta vähän aikaa sen jälkeen, kun se on polkenut Euroopan tukemia, tukemia arvoja, kuten lehdistä vapautta, pääseekin nyt eteenpäin liittymättä neuvotteluissa. On selvää, että Euroopan unionin hallitukset eivät kykene toimimaan näissä haasteissamme. Meidän, joilla on, jotka olemme kansallisten suoria edustajia, meidän on toimittava ja osoitettava, että voidaan pyrkiä toisenlaiseen lähestymistapaan, joka olisi tehokkaampi näissä kriiseissä, josta näitä haasteita meille tulee. Mitä sitten pitäisi tehdä? Ensinnäkin olisi verrattava Euroopan unionin arvoihin. Olemme hallinneet oikeutta ja turvallisuutta, vapautta. Vapauden osalta olemme tietoisia siitä, millaisia ponnisteluja Turkki on tehnyt ja pakolaisten vastaanottamiseksi olemme antaneet resursseja, mutta emme voi, voi siirtää voimme toimia, toimia niin, että samanaikaisesti ilmaisun ja lehdistönvapautta rajoitetaan Euroopan unionilla. Pitäisi olla selvänä, että pidetään toimet ja periaatteet erilleen. Sitten oikeudenmukaisuus. Meillä on yli 500 miljoonaa asukasta. Vuonna 2015 otimme vastaan 1,2 miljoonaa turvapaikanhakijaa. Ei voida hyväksyä sitä, että hallitukset menevät kriisiin tällaisten numeroiden takia. Kyllä meillä on paljon enemmän resursseja, eikä ole mitenkään mahdollista, että hyväksymme tällaiset tilanteet, joita näemme tänä päivänä Kreikan ja Makedonian, Makedonian rajalla. Oikeudenmukaisesti toiminen merkitsee sitä, että irrotetaan asiat toisistaan. On, selvää, on sanottava selvästi ja, to, to, ja teossa osoitettava, kenet otetaan vastaan ja miksi, kuinka e, asia hoidetaan ja koteutetaan. Ketä ei voida pitää täällä ikuisesti ja kenen on noudatettava sääntöjä. Tarvitaan selkeitä täytäntöpantavia sääntöjä koko Eurooppaa varten. Kiitos. Herra Annemans haluaa kysyä teiltä jotain. Olkaa hyvä, herra Annemans. Kollega Borrelli, Minulla on teille kysymys, kollega Borrelli. Halusin selventää tätä keskustelua. Kuuntelin huolella, mitä sanoitte, ja ymmärrän kyllä UKIPin lähtökohdat maahanmuutossa, laittomassa maahanmuutossa. Olen aika usein samaa mieltäkin kanssa. Täällä puhuitte puhutteko koko EFDD-puolueen nimissä vai vain oman puolueen nimissä? No, luulenpa, että tämä erikoisuus muutama kuukausi sitten ratkaistiin, kun nousin ylös ja sanoin, että EFDD on maahanmuuttokysymyksessä jakaantunut italialaiset ovat tässä eri mieltä. Ehkä ette ole silloin paikalla. ENF, fraktion, Frau Le Seuraavana ENF, no, Rova Le Pen. Mesdames et messieurs. No niin. No niin. Cruel. No niin, hyvät naiset ja herrat, raaka todellisuus viime neuvotteluissa Euroopan ja Turikan välinen päämin, presidentti Erdogan on sanellut Euroopan unionin toimintaan. Tämä on aika heikko esitys Tämä oli, ja todella minä aikoinaan kutsun Euroopan aika löyseksi vasemmistolaisessa porukaksi kolme miljardia, miljardia viimeksi saatiin nyt Erdogan vaattaa kuutta miljardia. Lupauksista hän ei ole pidetty kiinni, se näkee numeroissa. Tammikuussa 2016 12, 12 kertaa enemmän tuli ihmisiä Turkista Kreikkaan kuin vuotta aikaisemmin. Erdogan huiputtaa teitä, Erdogan saa teidät vaikka tanssimaan ja hän jopa vaatii tänä päivänä sitä, että että turkkilaisilta poistetaan viisumin pakko Euroopan unionin alueella ja vielä vaatii menettelyn nopeuttamista kompensointina yhteistyö kyvyttömyydestä. Euroopan unioni ei ole vahva, vaan se vain edesauttaa näitä kuolemanjohtavia virtauksia ja Erdogan tästä hyötyy. Hän hu- hu- joka päivä muistuttaa siitä, kuinka vähän hän kiinnittää huomiota moraalioppitunteihin Ja hän vain vahvistuu merkittävän sanomalehtien viime viikolla Turkissa otettiin hallituksen valtaan vesitykityksellä ja, Tur- ja, ja Syyriassa pommitetaan myös venäläistä konetta on ammuttu. Turkki osallistuu myös Daeshin, Daeshin öljysalakuljetuksen tätä, että suostu tunnustamaan. Maperellä on myös paljon iskuja, jotka ovat seurausta Erdoganin virheistä. Haluatteko tämän maan todella ottaa mukaan Euroopan unioniin? Turkki on myös löytänyt tehokkaan tavan estää maahanmuuton. Kyseessä on Australia. Tästä on laajasti, tätä on pidetty julkisuudessa. Meidän pitää olla käytännönläheisiä ja vastuun kantavia ja hyväksyttävä sopimukset Tarvitaan toki vahvia, vahvia kansallisia rajoja. Ja varmaankin olisi hyvä, jos vaat olisivat turvallisessa tilanteessa muualla. Eihän e- e- pakolaisia ei enää houkuttele tyhjät lupaukset e- tällä Euroopan reitillä. Seuraavana riippumattomat Rova uh, Madam Minister, on behalf of the Council. Hyvä ministeri, hyvä komissaari Junckerin, joka on tätä Junckerin puolesta, Voisitteko selventää ihan selkeästi Euroopan kansalaisille sitä, mikä on nyt se suuri muutos, josta puhuitte? Me optimisteina olemme ymmärtäneet sen oikein. Nämä suuret muutokset, joita nyt tehdään, johtavat siihen, että Euroopan unioni ei salli yhdenkään tulevan mistään onnettomasta maasta ja asettuvan Euroopan unioniin. Otetaan vain vastaan sota-alueelta pakolaisia. Voisitteko vastata kyllä tai ei? Hyvin lyhyesti siihen. Mikä on tilanne? Toinen kysymykseni, ja Euroopan kansalaiset ovat tästäkin erittäin kiinnostuneita. Joskus puhutte maahanmuuttopolitiikasta. Ei, minulla on puolitoista minuuttia, hyvä puhemies. Puolitoista minuuttia, niin, hyvä, kiitos. Kiitos, kiitos. Arvostan tätä kovasti. Toinen kysymykseni siis. Joskus puhutte maahanmuuttopolitiikasta EU-nimissä. Joskus puhutte turvapaikkapolitiikasta, pakolaispolitiikasta. Tämä on faktinen kysymys, ei mikään mielipidekysymys. Euroopan kansalaisille selventäkäämme Euroopan unioni ei liity millään tavalla yksittäisten jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikkaan tai maahanmuuttoon yleisesti ottaen. Se kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Onko tämä totta? Onko se fakta? Oletteko samaa mieltä? Kiitos, Rova Morva. Sitten kaksi minuuttia, Rova Niibler. Kiitos, puhemies. Niin, hyvä varapuheenjohtaja, hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. No, tässä on kysymys yksityiskohdista. Tämä maanantain sopimus tarkoittaa sitä, että salakuljettajia ja vastaan nyt ryhdytään taisteluun. Hyvät kollegat, viime eilen keskusteltiin naismaahanmuuttajista kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi no, ja minkälaisiin vaaroihin naiset ja lapset joutuvat, jos salakuljettajia ei rajoiteta. No nyt on sitten saatu aikaan sopimus Turkin kanssa, jossa pyritään tämä ongelma ratkaisemaan ja Tästä mielessä pidän neuvotteluita ja edistystä hyvänä. Se ei tietenkään ole vielä läpimurto, mutta meidän täytyy katsoa asioita suoraan silmiin ja me pääsimme, pääsimme äh, ratkaisuun vain Turkin kanssa. Meidän pitää tukea myös Kreikkaa, mutta se ei riitä. Ihmiset tulevat meren, meren yli ja emmehän me pääse ilman Turkin kanssa asiassa mihinkään ja, ja, ja muuten tämä salakuljetusrikollisuus jatkuu mitä me maksamme nyt sitten, mistä me maksamme. Meidän pitää sanoa, että tässä ei ole kyse mistään jäsenyysalennuksesta, vaan meidän, tarkoituks- meidän tarkoituksena on neuvotella jäsenyydestä äh, selkein ehdoin. Ja siinä mielessä monet ovat jo sanoneet, että äh, jäsenyysneuvottelut ovat eri asia ja toinen asia on, miten me saamme tämän pakolaiskriisin ratkaistua ja halusin vielä puuttua viisumivapauskysymykseen. Kriittisesti suhtaudun siihen. Me parlamentissa varmasti tästä asiasta keskustelemme vielä hyvinkin paljon ja syvällisesti. Ja nyt sitten puheenjohtajaa kohtaan ilman parlamenttia tietenkään viisumivapautta ei voida tuoda, joten kuulkaa nyt parlamentinkin ääni äh, viisumivapauden äh, kannalta. Kiitos Rova Niebler. Seuraavaksi kaksi minuuttia Guerrero Salom. Kiitoksia puhemies. Kaksi kuukautta sitten Rutte ja Tusk sanoivat, että meillä on kaksi kuukautta aikaa löytää ratkaisu maahanmuutto-ongelmaan. Kaksi kuukautta on nyt kulunut ensi viikolla. Ajatellen ensi viikon huippukokousta mielestäni meidän on korotettava äänemme tässä parlamentissa ja sanottava muutama asia suoraan valtioiden ja hallitusten päämiehen. Ensinnäkin olemme huolissamme siitä, mistä he oikein sopivat muiden kanssa. Olemme kuitenkin häpeissämme siitä, mitä tehdään täällä sisällä. Haluaisimme pyytää ja hallitusten ja valtioiden päämiehiltä, että he tiedettävät tarkkaan, että ne miehet, naiset ja lapset, jotka ovat tuolla aivan hukassa ja kadotuksessa Euroopan talvessa. Heillä on sama ihmisarvo kuin niillä naisilla, miehillä, lapsilla, jotka pakenivat e- Espanjan sisällissottaa, toista maailmansotaa eri näyttämöillä, diktatuureja, fasistisia, kommunistisia diktatuureja ja Balkanin sotia. Sanotaan hallitusten ja valtioiden päämiehille, että ne, he eivät sortuisi populisti ansaan ja että he eivät pelkäisi, vaan puolustaisivat julkisen mielipiteen edessä niitä arvoja ja perustavaa olevia lakeita, mitä Euroopassa on. Edelleen pyydämme, että kaikki se, mistä he sopivat kolmansien maiden kanssa, on, niissä on noudatettava humanitaarisen toiminnan periaatteita ja kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä. Erityisesti meidän ei pidä vaijettaa tällaisen epähumaaniuden epidemian edessä, jota olemme nähneet niin monessa Euroopan unionin maassa. Tällaisen epähumaanion tilanteen edessä Euroopan parlamentissa on laajenemista, joka ei voi hyväksyä, että sen nimissä näin toimitaan. Ei Euroopan parlamentin nimissä, ei meidän parlamenttimme nimissä, ei minun nimissäni. Kiitos kollegi. Seuraavana puolitoista minuuttia Rova Dziękuję. E, zacznę od... Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin aloittaa maaliskuun Eurooppa-neuvostosta. Kaikille meille EUn lisääntyvä kilpailukyky on äärimmäisen tärkeää. Kuitenkin olen sitä mieltä, että Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan kansanäänestyksen valossa tuo kysymys on entistäkin tärkeämpi. Ja arvostan kaikkea, jota teette valmistelutyössä tässä suhteessa. Kun puhutaan sitten EU- ja Turkin välistä huippukokouksesta, ilahtuneena voin todeta, että näiden monien kuukausien ajan, jopa vuosienkin ajan, EU on arvostanut Turkin merkitystä kumppanina. Luonnollisesti kaikki tämä tapahtuu suuren maahanmuuttokriisin yhteydessä ja näin ollen Turkin neuvotteluasema on hiukan erilainen kuin mitä se olisi voinut olla muutama vuosi sitten. Minun mielestäni meidän ei tulisi pelätä sitä, mitä kollegat nimittävät äh, siksi, että ollaan täysin riippuvaisia Turkista. Joka tapauksessa takaisinottokysymykset tulisi käsitellä kumppanuussopimuksen pohjalta ja tällä tavalla näinkin tehdään. Monia vaaroja on luonnollisesti, jotka ovat seurausta tästä tilanteesta. Pelty. Eh, Kiitos puhemies. Kiitoksia puhemies. On erittäin suuri ilo olla täällä paikan päällä. Haluaisin aloittaa kahdella sitaatilla englanniksi. Mitä Eurooppa ilman sisärajoja nyt vakavasti vaatii on alue ilman on yhtä, nyt vaikuttaa siltä, että kaikkein suurin yhteinen nimittäjä on yhtäkkiä kaikkein pieni yhteinen nimittäjä. Rehellisesti sanoen, minä olen kyllästynyt kuulemaan hienoja sanoja vain pelkästään tästä asiasta. Kun, tunnistatteko nämä sanat? Nämä ovat ne sanat, joita Hennis Westford sanoi vuonna 2009, kun hän oli ähm, maahanmuuttokysymyksessä esittelijänä ja silloin voimakkaasti puolustitte eurooppalaista yhteistoimintaa. Tämä on selkeästi osoitus Euroopan unionin heikkoudesta. Sopimus, joka on juristi katsoen epäilyttävä ja moraalisestikin. Ja kun katsot, kuullaan täällä, mitä Dombrovskis todella, kuka haluaisi vielä investoida tähän eurooppalaisen unioniin, joka nyt hajoaa natisee liitoksissaan, minä vetoan teihin kiireellisesti ja alkomainen puheenjohtajavaltion taistelkaa arvokkaan maahanmuuttopolitiikan puolesta, jota niin voimakkaasti puolustitte jo vuonna 2009. Kiitos Rova Infant. Seuraavana Rova Fersia, yksi minuutti. Merci, Kiitoksia puhemies. Palasin Turkista ja nämä, kuulin nämä tulokset. En voi käsittää, mitä siellä tapahtuu. Siellä pannaan kapulat, sukapulla tuomioistuimella aktivisteja murhataan kaakkois Turkia liekkeissä. Satoja siviiliä patottu myös lapsia. Terroristit tietenkin ovat siellä väärinkäytöksiä, vaan riittiä. Tämä muistuttaa enemmän Syyrian sotaa kuin demokraattista maata, kokonaan tuhottuja kaupunkeja, sotaoikeutta ei noudateta, verilöylyjen tulokset kätketään ja tänne maahan halutaan palauttaa pakolaisia. Tämä pitäisi olla turvallinen maa. Turkin viranomaiset ovat itse luonneet tämän pakolaiskriisin Euroopassa. Nyt ne kiristävät Euroopan unionia ja tämähän toimii. Meidän on väitettävä tällainen minä häpeään. Euroopan unioni menettää sielunsa. Meidän on avattava silmämme. Euroopan parlamentista on lähetettävä virallinen valtuuskunta nopeasti paikalle. Monet ryhmät ovat sitä pyytäneet. Kiitos, Rova Versia. Yksi minuutti, kollega Terry Cabras. Olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies. Täällä on esitetty useita argumentteja. Haluaisin korostaa vain kahta asiaa ensinnäkin. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat vastuussa pakolaisten auttamisesta. Tämä tarkoittaa, että vaikka Turkille annetaan tämä tehtävä, meillä on edelleen velvollisuus valvoa että oikeutta ja antaa takeita. Meillä on velvollisuutena me löytää uusia ratkaisuja tuhansille afgaaneille, irakilaisille, libyalaisille ja muille, jotka eivät ole Turkisopimuksen kattavia. Meidän ei pidä erehtyä Turkin antama apu on vain konventionaalista tukea. Me emme voi käydä poliittista kauppaa niin, että Turkki pääsisi Euroopan unioniin ja näin pääsisi omien meidän on mm, vaadittava ihmisoikeuksien standardien noudattamista. Me edelleen meidän on pidettävä kiinni moraalisista velvoitteista ja autettava pakolaisia. Sen ei pidä merkitä sitä, että polvistumme autoritaarisen valtion edessä, joka ei noudata perustavalla olevia ihmisoikeuksia. Kiitoksia puhemies. Kiitos kollega Terry Cabras. Seuraavana kolme minuuttia kollega Farage. No niin, tämä on nyt aivan tyhmä tie, jolle lähtette. Kansleri Merkel teki his, historiallisen virhe sanoessaan, että kaikki saavat tulla, ja nyt ollaan tässä sotkussa, ja nyt sitten Turkki kiristää meitä. Ensin halusivat kolme miljardia, ja lupasivat, että vähentävät Kreikkaan tulijoiden määrää. Mutta kun määrät nousivat, niin he tulivat takaisin ja haluavat uudet kolme miljardia, ja varmasti tulevat pyytämään enemmän ja enemmän niin kuin Roger Kipling sanoi, eh, kun tanskalaiset valtasivat Englannin, niin se tarkoittaa sitä, että pitää maksaa mutta kun kerran maksetaan, niin sitten ei enää päästä e- eroon näistä pyytäjistä. Tämä uusi diili jossa sanotaan, että jokaisen laittoman takaisinottoa vastaan otetaan yksi laillinen pakolainen. No, että lähetetään, maksamme niille, että ei, ei lähetetä, mutta silti tarjoamme nyt sitten viisumin vapautta ja sitten kesäkuusta vielä muita helpotuksia ja Syyriassa saavat olla, syyrialaiset olla siellä 90 päivää, mutta jotkut häviävät tai pyytävät perheen yhdistämistä, joka tarkoittaa sitä, että luvut tästä kasvavat valtavasti. Ja tämän lisäksi eh, nyt sitten eh, Turkin jäsenyyttä EU-hun eh, e nopeutetaan entisestään. No voi hyvänen aikaisentään. Toivottavasti David Cameron olisi hyvä neuvottelija kuin turkkilaiset. No niin, nyt sitten tulee epävakaa, unioni, epävakaa unioni maan kanssa, joka, joka on Syyrian ja Iranin ja Irakin naapuri. Halutaan poliittisen unionin maan kanssa, joka on köyhempi kuin kukaan meistä, ja sitten annetaan 75 75 miljoonalle ihmiselle sitten vapaa liikkuvuus. Ja siellä on vielä islamismi ja sitten autoritaarinen hallinto. Turkin jäsenyys on, on kääntö, kääntökohta. No kyllä varmasti onkin mutta itse asiassa kymmenen vuotta nyt sitten tästä, siellä on sitten pyritty saamaan tänne ja nyt ei ollenkaan rahoista puhutakaan. Mutta tämä kansanäänestys Britanniassa koskee sitä, mikä on turvallisin vaihtoehto. Ja kun Europol jo nyt sanoo, että 3-5 miljoonaa islamistiterroristia on tullut Eurooppaan käyttäen turvapaikkareittiä, niin kyllä minulle on aika selvää, että jos äänestetään pysymisen puolesta, niin äänestetään Turkin puolesta ja samalla myös maahanmuuton lisäytymisestä Britanniaan. Ja ääni pysymisen puolesta on ääni myös terrorismin puolesta. Minusta olisi turvallisempi lähteä ja ottaa rajat haltuumme. Kiitos kollega Farage. Seuraavana puolitoista minuuttia kollega De Graaf. Voorzitter, tot de laffe Eurooppalaisille raukkajohtajille sanoisin hävetkää. Turkin diktaattori Erdogania nyt vain nuollaan. Me kyseenalaistamme eurooppalaiset arvot an, luovumme suveneeridöstämme ja asetamme vapautemme tämän pelin osaksi. Se, että me olemme muodostamassa tästä ja Euroopan neuvostoliittoa, Euroopan eliitti on täydessä paniikissa. Paniikissa annetaan turkilaisten toimia, häärätä niin kuin haluavat. Ankaran sulttaanille tarjotaan 6 miljardia euroa ja annetaan sen tulla nopeasti Euroopan unionin jäseneksi. Täydessä paniikissa alistutaan islamille ja suostutaan islamilaiseen Eurooppaan. Se on historiallinen virhe ja nimitätte sitä rauha omassa ajassamme. Se on todellinen virhe älkää syytäkö miljardeja Euro- Turkkiin, pysäyttäkää Euroopan islamisointi. Nyt, on tehty, nyt tämä on aivan riittävää. Enää ei saa toimia tällä tavalla. Meidän täytyy toimia, jotta voimme ö, tyrehdyttää tämän onnenonkijoiden virran. Meidän täytyy vahvistaa sisärajoja ja vartioida niitä tästä lähtien. Kiitos kollega De Graaf. Yksi minuutti, kollega Dodds. Uh, Mr. President. Hyvä puhemies. Myöhemmin tässä kuussa ministerit ryhtyvät käsittelemään yksityiskohtia tästä, tässä sotkussa, joka nyt sitten on syntynyt tästä äh, muuttoliikkeestä äh, ja äh, talousongelmasta. Suhteemme Turkkiin riskiin on nyt sitten kumppanuus eikä riippumattomuus, niin kuin sanoi EPP että riippuvuus, mutta tämä on kaoottien, kaoottinen, kallis ja antaa Turkille mahdollisuuden kiristää liittymisneuvotteluilla ja viisumivapaudella. Tällä välin Britanniassa pääministeri koittaa nyt sitten eh, myydä omaa kampanjansa. Eh, miljoonat eh, britit kuitenkin saavat toivoa. Me uskomme, että meidän kunnianhimomme täytyy olla enemmän kuin se, että saadaan tehtyä parha- huonosta diilistä parempi. No itse asiassa meidän kauppakamarimme entinen johtaja sanoi, että meillä voi olla parempi tulevaisuus silloin, kun olemme EUn ulkopuolella. Kiitos kollega Dodds. Seuraavana kaksi minuuttia kollega Chib. przewodniczący, słyszymy bardzo różne oceny tego porozumienia z Turcją od zadowolenia aż po wielki krytycyzm. Kiitoksia puhemies. Turkin sopimukseen on kohdistunut paljon katkeraa kritiikkiä, mutta pärjäämmekö ilman Turkkia tässä kriisissä? Olen jo pitkään sanonut, että on tärkeää saada kumppanuussuhde lähimaiden kanssa, kuten Turkin kanssa ja myös Pohjois-Afrikan maiden kanssa, mutta on myös tehtävä tästä kansainvälinen prosessi otettava YK mukaan, koska eihän maahan mutta ole alueellinen, vaan globaali ongelma, kun ajatellaan vaikutuksia ja, ja myös syitä. Syyskuussa 2015 totesimme, että meidän olisi osoitettava solidaarisuutta kaikille maille, joihin kohdistuu maahanmuuttopaineita. Nämä maat omalta osaltaan ovat aloittaneet menettelyn, jonka kautta tunnistetaan pakolaisia. On pyydetty myös sisärajojen palauttamista. Tämä ratkaisu ei toimi jotkut hallitukset eivät pidä kiinni omista sitoumuksistaan. Euroopan unionissa Turkki voi tehdä paljon tehdäkseen loppuun ma- pa- maahanmuuttajien, salakuljettajien bisneksistä, mutta he myös sanovat valeita, koska tässä on kyseessä suuret omaisuudet. Emme me voi suojella ulkorajojamme luettaen ulkoisiin kumppaneihin. Meidän on parannettava itse maahanmuuttovälineitämme ja poistettava maahanmuut, maahanmuuton lähtösyyt, erityisesti nämä sisällis, sisäiset konfliktit ja kansanmurhat. Turkki on tärkeä suuri maa ja se merkitsee suuria mahdollisuuksia, mutta meidän on puhuttava myös ihmisoikeuksista ja vapaudesta ja tiedotusvälineistä. Näistä oikeuksista on pidettävä kiinni meidän on muistettava sopimustemme lisäksi, että Euroopan unionilla on arvonsa. Meidän on puolustettava EUta ja Schengenia. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Fajan. Äh, Kiitoksia. Viime kuussa kävin Kaakkois-Turkissa. On aivan selvää se, että Turkki ei kykene yksin ratkaisemaan pakolaiskriisiä ja siellä on edessä selkeä ongelma, eli se, että tämä tilanne ei ole suinkaan hallinnassa. Se, mitä vaaditaan, on, että varmistetaan se, että tämä yhteistyö on vakavasti otettavaa ja rahoitusapua annetaan sinne, missä sitä juuri tarvitaan. Raho, rahoitus suuntautuu ravinnon ja muun hankkimiseen, joka on elintärkeää pakolaisille. Pakolaisen vaihto täytyy tapahtua kansainvälisten periaatteiden nojalla. Totesitte, että pakolaisvirrat ja Balkanin reitti on nyt tukittu. Toivoisin, että tilanne olisi tämä. Siitä huolimatta Slovenia on ottanut käyttöön Schengenin säännöstön Kroatian rajalla. On korkea aika, että kaikki maat mukaan lukien Visegradin ryhmä kantavat oman vastuunsa tuolla alueella. Turkki on strateginen kumppanimme, mutta sen tulevaisuus tietysti riippuu siitä, millä tavalla se edistyy tulevaisuudesta. Se, millä tavalla se toimii suhteessa mediaan, ei ole suinkaan hyväksyttävää. Ja se, millä tavalla se kuhtelee kurdejaan, on vielä enemmän tuomittavaa. Meidän tulisi puuttua tähän ja myöskin koko kansainvälisen yhteisön. Kiitos kollega Fajon. Yksi minuutti, herra Manias. Niin me EUn Turkin huippukokous oli alkuviikosta ja se nyt on merkki epäonnistumisesta eh, ja, ja viittaus nyt sitten, tai, tai seuraavassa huippukokouksessa eh, maahanmuuttokysymys on entistä eh, kriittisempi 50 000 nyt sitten tulee olemaan siellä rajalla jo. EU on luvannut auttaa Kreikkaa. No, nyt tarvitaan apua. Komissaari Dombrovskis, Kreikka ei voi olla yhtä pakolaisleiriä koko maa. Emme kaikkia voi Turkista hyväksyä. Tässä nyt sitten neuvotellaan takaisinotosta ja, ja koitetaan saada salakuljettajat kuriin välimerellä mutta Skopjessa ja Albaniassa myös ollaan sulkemassa rajoja. Ja nyt sitten sanotaan, että Kreikka joutaisi ulos Schengenistä, mutta sitten tulee uusia äh, reittejä ja sielläkin suljetaan reijat, äh, nämä rajat. Herra Marias, äh, kollega Sani haluaa kysyä teiltä kysymyksen. Suostutteko? Kollega Sani, olkaa hyvä úr. azt szeretném Puhemies, kysymys teille. Viittaan kommentteihin, jotka juuri äsken esitettiin Puhuitte kyynisyydestä lähinnä. Puhuitte siitä, että on useita tekniikoita, joiden kautta meitä täällä Euroopassa voidaan kiristää. On totta, että Kreikka ei käytä erityisvälineitä Turkki ilmeisesti on, mutta jonkun verran kiristystä tapahtuu myös EUn sisällä. Katsokaapa ja katsokaapa hänen työ työoikeuksiaan. Hän on kiristänyt Euroopan unionia. Täällä on varmastikin tällainen kiristämiskulttuuri. Mitä siitä sanotte? Herr Kollege Marias. Olkaa hyvä, herra Marias. Niin, herra Cameronista sanoinkin jo jotain ja olen sanonut, että Britannian päätös on poliittinen päätös. Se johtaa tilanteeseen, jossa nämä päätökset haittaavat kaikkia työntekijöitä riippumatta lähtömaista ja ne, jotka haluavat tehdä Britanniassa töitä, eivät saa oikeuksia. Ja britit, jotka tulevat Saksaan töihin, joutuvat myös kärsimään näistä mm, leikkauksista. Kiitos kollega Marias. Seuraavana yksi minuutti kollega Telitska. Älkää ymmärtäkö väärin. Näin edistystä tässä Turkin huippukokouksessa ja tiedän, että meillä on kumppanuus Turkin kanssa. Aina ei voida valita kumppaneita vaikka ne takavarikoivatkin mediaa tai toimivat väärin ihmisoikeusjärjestöjä kohtaan. Me voimme kuitenkin katsoa tämän sopimuksen sisältöä. Enkä ole varma siitä, johtaako tämä sopimus meitä oikeaan suuntaan. Yksi yhdestä. Ymmärrämme, että me tässä pyrimme laillistamaan maahanmuuttoa, mutta ei välttämättä meidän omien normiemme mukaisesti. Emme kuitenkaan näe, että me mitenkään rajoitamme maahanmuuttoa tässä suhteessa. Vaihtona viisumin vapaus Miten se nyt tähän liittyy? Ja se, että neuvotellaan sitten Turkin liittymisestä EU-hun, niin silloin me avaamme uusia lukuja. Samalla Erdogan häärää mitä häärää. Eli kattava sopimus huippukokouksesta konkreettisia toimia sen tulisi sisältää. Lopuksi sisämarkkinoista. Olen aivan pitkälti samaa mieltä teidän kanssa ministeri siitä. Haluaisin myös nähdä edistystä käytännössä. Neljäs rautatiepaketti, trilogi. Saakaa neuvoston asema nyt liikkumaan vihdoin. Kiitos kollega Telitska. Yksi minuutti. Kollega Hatsi Georgiou. Hyvät kollegat, minä olisin allekirjoittanut tämän sopimuksen, jos siinä olisi puhuttu kauppatavarasta, ehkäpä ruumisarkuista. Minua hävettää, koska ihmiset ovat tehneet päätöksiä toisten ihmisten kohtalosta tällä tavalla. YKkin on ilmaissut, että tämä sopimus rikkoo ihmisoikeuksia. Mik, miksi ei, emme sijoita näitä miljardeja eh, syyrialaisten kaupunkien turvaamiseen YK on Yhdysvaltojen, Euroopan unionin, Venäjän turvaamana niin, että nämä ihmiset voisivat palata koteihinsa. Mikä, mitä tämä oikein on? Tällaista lehmänkauppaa ja sopimuksia Turkin kanssa. Me olemme käyneet Idbar-kirjassa, olemme nähneet Samanin kohtalon ja yliopistoihmisten tilanteen ja näiden vajennettujen henkilöiden kohtalon. Me haluamme, että ihmiset, ihmiset pääsevät pois näistä kaupungeista. Eilen Davutoglu jakka, naistoimittajille ruusuja samaan aikaan, kun hänen maassaan – naiset ovat vaikeuksissa. Seuraavana yksi minuutti, herra Keller. Thank you. Monday's... Kiitos. Maanantain neuvosto oli häpeä neuvosto. Ja se tarkoittaa, että 28 valtiojohtajaa päätti, että rikotaan kansainvälistä lakia, Euroopan lakia ja vahimmillaan vielä humani humanisuuden pääarvoja. Nyt sitten koitetaan tehdä palautuksia takaisin Turkkiin, josta Turkki saattaa palauttaa nämä ihmiset Syyriaan tai Irakiin. Suljetaan rajat ihmisiltä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Nyt lopetetaan oikeus turvapaikan hakemiseen. Ja mietin, että tämähän koskee kaikkia valtiojohtajia ja mietin, että miten yleensäkään voitte nukkua yönne rauhassa. Kiitos kollega Keller. Seuraavana puolitoista minuuttia kollega Lundgren. Kiitoksia, hyvä puhemies. Me vastustamme Turkin jäsenyyttä EU-ssa useistakin eri syistä. Ensimmäinen ja kaikkein tärkein niistä on se, että maa ei ole Euroopassa – vain kaksi prosenttia Turkista on Euroopan alueella. Se, että EUlla olisi sitten ulkoraja Syyriä, Irakia ja Irania vastaan, toivon, että itse ymmärrätte, mihin se saattaa johtaa. Toiseksi, nyt tässä ollaan painostamassa EUta. Vaaditaan lisää rahaa, rahoja ja viisumihelpotuksia Turkin kansalaisille. Ja samoin mm, pyydetään nopeaa reittiä jäsenyyteen. Turkissa on ihan tavallista sortaa vähemmistöjä, esimerkiksi kurdeja. Ei kunnioiteta ihmisoikeuksia. Näkemys lehdistön vapaudesta on lievästi sanottuna huolestuttava, kun puhutaan median ja ilmaisuvapaudesta. Suurella huolestuneisuudella voidaan todeta, että viimeisten vuosien ajan hallituspuolue AKP on vienyt maata yhä islamilaisempaan suuntaan. Turkin BKT on vain murtoosa oman kotimaani BKTsta. Minä en halua vielä laittaa lisäkiviä kiviriippaan, jota ruotsalaisten veronmaksajia täytyy kantaa tässä suhteessa. Se, että maahanmuuttopolitiikka johtaa siihen, että Euroopan unionin painostaa on aivan väärä tyyli edetä tässä kysymyksessä. Meidän täytyy auttaa tietysti Turkia ratkaisemaan näitä kysymyksiä, mutta minun mielestäni täytyy selvästi sanoa, että siihen se toiminta sitten päättyykin. Kiitos. Dank. Kiitos kollega Lundgren. Seuraavana puolitoista minuuttia kollega Vilimski. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin ilmaista vihaa sen takia, koska että sosiaalidemokraatit ja EPP nyt sitten eh, vasemmiston kanssa ovat vaatineet lausuman, jossa sanotaan, että tämä, nämä tulokset viime huippukokouksesta ovat hyvät. No itse asiassa, että Turkille pitää pitää ovi auki, eli eh, miljardit eurooppalaiset vero, varat siirtyvät Turkkiin ja että turkkilaiset voivat tulla töihin EU-hun. Ja se tarkoittaa myös sitä, että Turkki siis siirtyy lähemmäs täysjäsenyyttä. No, sitten meillä Itävallassa keskustellaan asiasta ja tämä tietenkin on meillä ongelma. No, tämä on sisäpoliittinen ongelma mutta ei pelkästään, koska katsotaan, miten Merkel toimii Saksassa, että hän nyt sitten haluaa sitoa koko Euroopan mantereen tähän, tähän kriisiin. Ja jos liittokansleri haluaa avata ovensa kaiken näköisille ihmisille, niin silloin hän saa hoitaa itse omat pakolaisensa myös Pohjois-Afrikasta. Liittokanslerina Äh, Saksassa hän ei ole enää, äh, äh, hän ei pysty enää vastaamaan kestävästi päätöksistään lupauksistaan. Me Itävallassa haluamme saada rajat valvontaamme uudelleen jos tilanne jatkuu edelleenkin niin, että Turkista tulee jäsenmaa, niin me haluamme Itävallassa tästä aiheesta kansanäänestyksen. Limski. Kiitos kollega Vilimski. Seuraavana yksi minuutti kollega Synadinokselle Toissa päivänä meillä oli Euroopan unionin ja Turkin huippukokous. Tulokset olivat pettymys ja kaiken kaikkiaan varsinainen Euroopan unionin diplomaattinen Waterloo 28 valtionhallituksen päämiestä seurasivat pääministeri Davutogluta, joka pyrki pelottelemaan meitä ja asettamalla äh, sietämättömiä ehtoja edelleen lisää kolme miljardia, parempi viisumin kohtelu turkkilaisille ja vielä palautukset ja viiden, viiden neuvottelun luvun avaaminen. Turkkilaiset ovat barbaareja, likaisia kuin koiria. Ne haukkuvat, mutta pakenevat, kun joutuvat vihamiestä vastaan. Meidän pitäisi toimia päättäväisesti, mutta meillä ei ole tätä lahjaa Euroopassa ja Euroopan johtajille ei myöskään. Teidät on myyty Erdoganin ottoman imperiumille. Kiitos kollega Sinatidos. Hyväksyttekö kysymyksen kollega Zimbaskilta? Excuse me, excuse me, excuse me No, no Eikö siellä ollut tulkkausta vai? House, call a people a nation se, että nimitätte maata barbaariseksi, hän, sitä ei voida hyväksyä. Hänet pitäisi heittää ulos tältä parlamentista. Se on häpeä Euroopan parlamentille. Herr Kollege Bolsonaro, wir werden das prüfen. Рядка Пощинарова методката, mutta seuraava nyt Champaski. Islamistinen diktaattori Erdogan, съгласяването с неговото изнудване... Kiitos. Niin, neuvottelut Erdoganin kanssa ovat siis häpeää Euroopan komissiolle. Tämäkin on poliittinen virhe. Eurokraatit ovat nyt pyytäneet miljoonia maahanmuuttajia ja kun näkivät, että epäonnistuvat, niin nyt sitten antautuvat diktaattori edessä. Euroopan unioni ei pysty omia rajojaan suojelemaan on kaiken näköisiä kappaleita ja lukuja, joista tämä on poliittinen itsemurha. Συμφωνώ με αυτά που είπατε κύριε συνάδελφε και νομίζω ότι η Ευρώπη... Se, kuulin kyllä mitä sanoitte. Uskon, että Euroopan unioni voi oikein hyvin suojella rajojaan Turkkia vastaan. Tämä on pelkkää pelaamista ja kaupankäyntiä Turkin ja Euroopan unionin välillä. Kiitos. Kiitos. Kollega Petikov, te, teillä on työjärjestyskysymys. Kiitos puhemies. Niin halusin viitata siihen, että pullega, jota tässä jo haukuttiin, jotta kun turkkilaisia eh, kuvataan koiriksi, ei tällaista rasismia täällä saada. Voisitteko katsoa, katsoa, voidaanko tästä mm, tehdä, antaa jotain seuraamuksia? Kollega Pytikofer, minä sanoin, että tutkin asiaa juuri tällä hetkellä. Minä nyt sitten otin herra Sabaskilta välikysymyksen ja sen takia en nyt sitten äh, tätä tulkkausta täysin äh, seurannut. Kaksi minuuttia, Rova Gross, teet seuraavana. Merci beaucoup, monsieur le président. Lundi dernier... Kiitoksia, hyvä puhemies. Viimeinen huippukokous oli aivan äh, äärimmäisessä tilanteessa järjestetty, ja sen, tilanne, sen lopputulos oli erittäin huolestuttava. 18. ja 19. pidetään huippukokous on äärimmäisen tärkeässä asemassa, koska se päättää siitä, millä tavalla toimitaan eh, tulevaisuudessa. Schengen on uhattuna ja egoismin Eurooppa ei ole maahanmuuttokriisin ratkaisu. Kuten aina, meidän näkemyksemme suhteessa Turkkiin on aivan epämääräinen. Ne, jotka ovat olleet mukana viime maanantaina Turkin neuvotteluissa ehkäpä tietävät, että se oli kaikkein huonoin neuvottelu, mitä meillä on ikinä ollut. Siinä Eurooppa oli jakautunut enemmän kuin koskaan. Se ei kykennyt lainkaan yhteistyöhön. Eurooppa antoi kaiken ö, turkkilaisten käsiin. Hyvä ministeri, se mitä te ehditte on täysin vastuutonta. Jokaisessa huippukokouksessa Turkilla on uusi vaatimusluettelo tilanne vain kiihtyy. Joko viisumiasia, kriteereitä täytyy noudattaa, tai sitten, että Euroopan neuvosto myöntää nämä viisumit kuitenkin jo ennen ensimmäinen kuudetta. Hyvä ministeri, muistanette, että tässä on kysymys myös Euroopan parlamentin toimivallasta, jonka täytyy saada kantaa vastuunsa rinnakkaislainsäätäjänä. Tässä on myöskin kysymys tilanteessa, jossa et ole kyennyt saamaan mitään vasten, että niille kolmelle miljardille, joita maksetaan Turkille, millä tavalla valvotaan näitä yhteensä kuutta miljardia? Täysi tekopyhyys sen suhteen, miten toimitaan. Me tiedämme, että tämänkaltaiset näkymät ovat täysin epärealistisia, eivätkä koskaan toteudu. Me toivomme oikeita toimia, sillä Eurooppa ei voi jatkuvasti paeta vastuutaan ja sysätä sitä muiden hartaille. Kiitos kollega Grostet. Herra kollega Breton haluaisi esittää kysymyksen. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Merci d'accepter ma question. Kiitoksia, kun hyväksytte kysymykseni. Edustaja Grostet, olen aivan yhtä mieltä, mitä sanoitte. Tuomitsette tämän Euroopan unionin ja Turkin välisen sopimuksen, jota luonnehditte tällaiseksi huijaukseksi. Sanoitte, että aivan liian helposti viisumit vapautetaan ja ei noudateta sääntöjä. Muistutitte näistä kuudesta miljardista eurosta ja mikä on sitten vastapanos hallitukselta, joka ei selkeästikään kunnioita mitään vapauksia omassa maassaan, mutta esitän kysymyksen, kuinka voitte edelleen tukea Euroopan unioni tällaisessa tilanteessa? Kiitos kollega Breton. Meillä on 20 sekuntia kysymykselle ja 20 sitten vastaukselle. Selvä sääntö. Je pense tout simplement. Ihan yksinkertaisesti olen sitä mieltä, että Eurooppa on rakennettu kriisin pohjalta. Nyt sillä on aivan ennennäkemättömät suuret kriisit eteensä. Minulla on kuitenkin vielä luottamus Euroopan unionin kapasiteettiin reagoida. Sen täytyy kuitenkin tämän kantaa tässä suhteessa täysin vastuunsa. Kiitos kollega Krostet. Seuraavaksi puhuu kollega Postnaru puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komissaari koska en usko, että tähän haasteeseen on ratkaisua ilman yhteistyötä Turkin kanssa. Enkä ole varma, että maanantain ehdot olivat oikeat. Nyt vaikuttaa siltä että jotta pystyttäisiin vähentämään maahantulijoiden määrää, on mennyt nyt yli ihmisoikeuksien kunnioituksen ja kansainvälisten oikeuden sääntöjen kunnioituksen. No meillä, me olemme nyt sitten jäsenvaltiossa epäonnistuneet yhteisesti vastaamaan nämä haasteet ja kantamaan vastuumme. Tämä tarkoittaa, että Turkkia tarvitsee palkita sen ponnisteluista irakilaisten ja syyrialaisten vastaanottamisesta, ja, jotta se ottaisi vielä lisää näitä. On hyvä, että on sopimus siitä, että tehdään tehdään mahdollisimman paljon, että suljettaisiin salakuljetusreitit ja koko salakuljetus bisneksenä lopetettaisiin. Turkki on kandidaattimaa, mutta tämä pakolaiskriisi äh, äh, ei ole sama asia ja siinä mielessä kritiikkiä laajentumisprosessista pitää ottaa kuulolle minä tuomitsen, että saman lehti kaapattiin ja haluaisin pyytää, että Turkki luopuu niistä toimista, jotka vaikeuttavat Syyrian tulitauon aikaansaamista. Ja Tietenkin turkkilaisia vastaan tehdyt hyökkäykset ovat valitettavia, mutta toivoisin, että Turkissa aloittaisiin, uudelleen rauhanneuvottelut kurdien kanssa. Kiitos kollega Postinaaru. Täällä on kysymys kollega Coburnilta. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä, Coburn. Dankeschön, President. Um, ähm, would you not agree with Oletteko samaa mieltä kanssani, että Euroopan rajat ovat täysin huokoiset? Merkelin neuvo, että ihmiset saavat tulla tänne, ovat tervetulleita ja että tämä aiheuttaa meille kaikille ongelmia, että sopimus Turkin kanssa maahanmuutosta on täysin naurettava, ihan täysi vitsi. Ja ei se toimi ollenkaan. tässä nyt vaihdetaan maahanmuuttajia keskenään. Kiitos kollega Coburn. Kollege Ja vastaus herra Postinaru. Hyvä kollega. Niin tiedän, että populismi ja populistipuhe on sieltä puolelta taloa hyvin yleistä, mutta pragmaattisesti täytyy sanoa, että me tarvitsemme epätoivoisesti järjestelmän, jolla ulkorajoja suojataan, ei pelkästään Schengen-rajoja, vaan EUn ulkorajoja ja toisesti pitää pragmaattisesti toimia naapureidemme kanssa, jotta saamme tämän pakolaiskysymyksen. Nämä populistiratkaisut eivät toimi ikinä. Kiitos kollega Postinaaru. Seuraavana yksi minuutti kommentti kollega äh, Gerkhope. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Meidän täytyy todellakin olla rehellisiä toisillemme. Kyseessä on kriisi ja me emme meillä ei ole varaa enää yhteen epäonnistumiseen. Uudelleen siirtäminen viime vuonna ja väärin äh, arvioitu Turkisopimus tänä vuonna. Aivan kuten Kamal totesi, ystävien täytyy olla rehellisiä toisilleen, eikä pelkästään sanoa sitä, mitä luulee toisen haluavan kuulla. Minun mielestäni nämä epäonnistumiset varjostavat kaikkia niitä muita järkeviä päätöksiä, joita tehdään. Kuuden miljardin virhe on kyllä valtava virhe. Älkää etsikö yksinkertaisia ratkaisuja. Joskus saattaa nimittäin päätyä ihan ydinpommiin asti. Rajavalvonnat, nopeat prosessoimiset, niitä tarvitaan. Ei otsikoiden, otsikoissa kylpemistä, mutta kaikki tämä muu on tarpeellista tässä tämänhetkisessä kriisissä. Hope, Kiitos kollega Kirk Hope. Rova Jaakonsaarella olisi teille kysymys. Otatteko vastaan? Olkaa hyvä, Rova Jaakonsaari. Mikro. Mikrofoni puuttuu. Kiitos puheenvuorosta. Minusta te puhuitte aivan oikein siinä, että sanotte, että yksinkertaisia ratkaisuja ei ole ja ulkorajoja pitää suojella mutta eikö juuri tässä ole se idea turkin ja eu n välisessä sopimuksessa että yritetään estää kaikkein pahin mitä tapahtuu se salakuljetusbisnes ja tätä kautta saada jonkunlaista yhdenmukaisuutta euroopan unionin ulkorajoille. tässä on se pointti. kollega kirkhope No enpä usko, että näin on. Koko tämä projekti viedään eteenpäin liian kiireellä ja ajatella tarpeeksi. Meidän täytyy nyt rauhoittua kriisistä huolimatta ja keskittyä komission ehdotuksiin ja siihen, mitä kansalliset parlamentit tai hallitukset ehdottavat, jotta saataisiin tilannetta helpotettua muuten. Kiitos kollega Kirkhope. Seuraavana yksi minuutti kollega de Sarnes. Kiitoksia puhemies. On aivan luonnollista, että keskustellaan Turkin kanssa, mutta on aivan säädytöntä antaa Turkille rajojemme ja turvakaasioiden hallinnointi ja toimia tavalla, joka on yhdennetyn Euroopan toiminnan vastaista. Jos Eurooppa haluaa olla olemassa, sen on kannettava omaa vastuunsa otettava oma osansa pakolaisista. Tietenkin ei pidä jättää Kreikkaa yksin etulinjaan. On käsiteltävä turvapaikkahakemukset ihmisiltä, jotka ovat tällä alueella. Ja on myös käytettävä tätä säännönmukaista takaisinottosopimusta. On myös vastaanoton maissa käsiteltävä nämä turvapaikkahakemukset ja Turkille myönnettävä rahoitustuki on liitettävä rikollisjärjestöjen toiminnan nujertamiseen ja edelleen on valvottava ulkorajoja ottamalla käyttöön, käyttöön raja- ja merivartiosta. Kiitoksia. Rouva de Sarnes, äh, kollega Tullisilla on teille kysymys. Sallitteko sen? Αγαπητοί συνάδελφοι η Ελλάδα δεν έχει χερσαία σύνορα με χώρες της... Maarajat Schengenin rajojen välillä. Oletteko sitä mieltä, että Kreikan tulisi poistua Schengenistä jotta näillä ihmisillä ei olisi silloin motiivia tulla Kreikkaan, saada asiakirjoja ja sen kautta päästä sitten Eurooppaan. Hyvät kollegat, minulla on täysin päinvastainen näkemys kuin teillä. Kreikka kuuluu Schengeniin. Me olemme joka hetki solidaarisuusvelassa Kreikalla. Näin emme ole toimineet viime kuukausina ja vuosina. Euroopan unionin ulkoraja on Kreikan raja mutta mut se on meidän Euroopan unionin me ulkoraja. Meidän on oltava kreikkalaisten rinnalla enemmän kuin koskaan. Kiitos kollega de Sarnes. Nyt yksi minuutti Urban Crespo. Hyvät edustajat, tämä sopimusehdotus, jonka mukaan palautettaisiin henkilöitä, joilla on oikeus turvapaikkaan ilman, että heillä on edes mahdollisuutta pyytää turvapaikkaa ja että äh, pikapalautukset otetaan säännöksen. Tämä on epäoikeudenmukaista, epämoraalista. Tämän lisäksi siinä rikotaan kansainvälistä ja yhteisöjen lainsäädäntöä niin kuin eilen komissi, niin YK on äh, pakolaisvaltuutettu täällä sanoi, Eurooppa kieltää itsensä tämän sopimuksen myötä. Se ulkoistaa ulkorajojen valvonnan ja ulkoistaa myös äh, velvollisuutensa niin, että Turkin santarmit hoitavat turvapaikkapolitiikan. Ketään henkilöä ei voida palauttaa maahan, jossa hänen oikeuksiaan ja ihmisoikeuksiaan rikotaan. Turkki ei ole turvallinen maa. Tämän sopimuksen myötä Euroopan unioni oikeuttaa Turkin eh, hallituksen eh, lehdistön suunnasta kohdistuvat iskut ja järjestelmälliset ihmisoikeusrikkomukset, vähemmistön oikeuksien rikkomukset ja Kurdistanin pommitukset. Tämän sopimuksen myötä Euroopan unionista tulee rikoskumppani. Mafiastakaan ei tehdä loppua, vaan avataan eh, varmoja teitä. On avattava laillisia teitä. Myös muussa tapauksessa Euroopan kädet ovat veressä. La parola all'onorevole Lunacek Seuraavana kollega Lunacek. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämä huippukokous osoitti, että edelleen puuttuu solidaarisuutta ja yhteistä vastuullisuutta niiden nainen, miesten ja lasten puolesta, jotka hakevat turvaa pommeilta. Ja että EUsta ja että EU nyt sitten kääntyy autoritaarisen Turkin puoleen. Ja senpä takia jäsenvaltioissa nyt sitten lähdetään kauemmas EUn arvoista ja inhimillisyyden tähän pitäisi olla kaiken neuvottelun perusta. Valitettavasti minunkin kotimaani Itävallan hallitus on valmis osallistumaan tähän ihmisarvojen polkemiseen. Olen hyvin tyytyväinen, että Itävallan, Itävallan valtuuskunnat antoivat eilen lausumat, jossa sanottiin, että nämä meidän pitää toimia yksin ja irtiotot ovat tuomittuja. Ja nyt sitten komissaarikin on sanonut, että aidat ja muurit ei, eivät ole ratkaisu, vaan ne lisäävät vain kärsimystä. Ja nämä idomeinen kuvat häiritsevät meitä. E, ja näistä Itävallan ulkomeri, ulkoministeri puhui, mutta ei pelkästään muurit, vaan myös kärsimys johtaa meidät tekemään enemmän yhdessä pone pirmininke gerbiami kolegos arvoisa puhemies hyvät kollegat monet kannattavat turkin sopimusta minä en kuitenkaan ole yksi heistä. pyrin ymmärtämään sitä mitä on tapahtunut. onko turkki ostamassa viisumivapautta euroopasta? vai onko se ostamassa itselleen jäsenyyttä kuudella miljardilla? Onko kyseessä se, että Turkista tulee jäsen kaikki ne ongelmineen ja kaikki pakolaiset palautetaan Turkkiin. Entäpä sitten 75 miljoonaa turkkilaista? He saattavat muuttaa Euroopan unionia ja jäädä tänne. Annammeko periksi kiristykselle? Odotammeko Turkin ratkaisevan ongelmamme? Hyvät jäsenet, Demokratia mitenkään liity siihen, että annetaan periksi. Meidän täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia ja ennen kaikkea meidän täytyy kunnioittaa omia kansalaisiamme, heidän oikeuksiaan ja omia perinteitämme. Kaikenlaiset kiellot, joulukuusikiellot, pekonikiellot, median vaikeneminen maahanmuuttajien rikoksista. Onko tämä se eurooppalainen demokratia, jota me haluamme? tai ehkäpä eurooppaista demokratiasta on tulossa asia, jota ei enää ole olemassa. Täällä on sinisen kortin pyyntöjä, mutta meillä on vielä 50 parlamentin jäsentä puhujalistalla tässä keskustelussa. On erittäin vaikea myöntää näitä näitä sinisiä kortteja, koska meillä on vielä puh- menettelyvän puhujalistaakin äänestys alkaa kello yksi, joten me, me to- todella rajoitamme sinisten kortin käyttöä. Edustaja Fernand, haluatteko käyttää kysymyksenne? Olkaa hyvä, mutta todella pyydän, on pidettävä kiinni ajasta. Jos voitte välttää sinisiä kortteja, niin se on parempi. Kiitoksia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Tämä turkkipeli, nyt sitten siinä nousee vain panokset. kolme miljardia, kuusi miljardia, visa, visumivapaus ja Turkin politiikan hyväksyminen. Ettekö usko, että Eurooppa heikkenee, heikkenee entisestään näissä neuvotteluasemissa Turkin suuntaan? aš manau kad europa nuo kalbų turėtų europos sąjunga nuo kalbų turėtų pereiti prie darbų ir Euroopan unionin pitäisi lopettaa ongelmista puhuminen ja äh, ryhtyä toimiin. Täällä on kaksi toimea. Ulkorajojen turvallisuus ja konfliktien estäminen Euroopan ympäristössä. Tästä on hyviä esimerkkejä. Australian esimerkki esimerkiksi, kuinka Australia selvitti maahanmuutto-ongelmat – ja nämä reitit. Otetaan mallia hyvistä yksi esimerkkeistä, eikä keksitä pyörää jälleen kerran uudelleen. Borgekin puhemies, hyvä ministeri, hyvät jäsenet, jotta voidaan näistä vakavista virheistä selvitä, jotka liittyvät Saksan mallisen avautumiseen, niin ratkaisu, joka on löydetty, on säädyttyn. Nyt avataan kaikki ovet Erdoganille ja luotetaan tähän täysin epäluotettavaan kiristäjään – poli... Niin sitten hän kannattaisi luottaa minuunkin. Sekin olisi poliittisesti korrekti. niin kreikkalainen kollega täällä käytti aika parhaavaa kieltä, eikä kuvailut niinkään Turkin kansaa, vaan tätä aggressiivista ja ylimielistä politiikkaa. Turkki todella kiristää Eurooppaa tietyssä määrä, määrin. Nämä sanat ei nyt ehkä ole oikeudenmukaisia eivätkä hyväksyttäviä, mutta ymmärrettäviä. Kyseessä on todella 20 miljardia lehdistön mukaan. On ensin kuusi, sitten 10, 12, mutta mitä hyötyä niistä meidän on varmastettava, mitä on tapahtunut. Ei siitä ole mitään hyötyä. laivoja vain tulee ja näitä veneitä tulee koko ajan. Kuinka tämä järjestelmä ja hallitus käyttää varoja, joita Euroopan veronmaksaja hänelle lahjoittaa? No, siihen, että köyhät pakolaiset pidetään epäinhimillisissä oloissa, niin kuin Amnesty on todennut. Ei kyseessä ole köyhyys, vaan aivan hygienisesti ja puhtauden mukaan aivan sietämättömät olosuhteet. Ja näin sanon henkilö, joka on pikemminkin vastusta mutta Tällä tavalla, kun asioita käsitellään, niin jopa se henkilö, joka vastustaa periaatteessa muut mutta niin, niin sanoa, että tämä on kyllä häpeällistä. Kyllä, varmasti Euroopan perustaja-isätkin häpeäisivät että tällaisesta kaupankäynnistä. Tämä on häpeä. Tällainen kauppa on todella häpeä. Edustaja Papadakis. Kiitos. Niin tämä EU Turkki huippukokous johti provokaatioon. Tässä on barbaarista äh, äh, toimintaa äh, Turkissa jo Kreikassa jo olevia kohtaan. Miten nyt sitten tässä puolustetaan niitä, jotka, jotka pakenevat sotaa, mutta joita vastaan nyt sitten hyökätään Naton voimin ja tämä, nämä ovat EUn ja Turkin välisen kaupan uhreja. Ja NATOhan nyt sitten ryhtyy järjestyspoliisiksi Äikeämerellä. Ja täällä on mailla omat valtiolliset oikeutensa ja nyt Syyriassa lisäkonflikteja. Ja tätä EU ja NATO nyt tukevat tämän sopimuksen kautta. Schengen, Dublin ja muut sopimukset näitä vältellään ja nyt sitten NATO nousee kansaa vastaan ja monopolia puolustetaan eikä saada turvallisuutta. Edustaja Del Castillo. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Minusta tässä on neljä tärkeää asiaa, kun asiaa käsitellään. Sen lisäksi, että täällä on paljon mielenkiintoisia asioita tuota esille. Ensinnäkin meillä on periaate, jota ei pidä unohtaa. Tähän tilanteeseen voidaan toimia ainoastaan yhteiseltä kannalta. Näin ollen meidän on korostettava Euroopan unionin merkitystä tässä. Toisekseen, tämän tyyppisissä tilanteissa on aivan välttämätöntä, että meillä on alueellisia liittoutumia nyt Turkin kanssa tai Pohjois-Afrikan maiden kanssa. Vaikka meillä olisikin suuria erimielisyyksiä, meidän on tehtävä hyviä sopimuksia, mutta periaate on se, että nämä alueelliset liittoutumat ovat välttämättömiä. Tässä tapauksessa on välttämätöntä Turkin kanssa. Kolmanneksi on tärkeää, että takaamme sellaisia mekanismeja, joiden kautta palokkolaisille suunnattu apu todella päätyy pakolaisille. Eikä ole vaara siitä, että osa tuesta jäisi matkan varrelle. Neljäs asia, joka mielestäni liittyy tähän enemmän kuin koskaan, on vahvistettava Euroopan unionin taloutta, koska se on tekijä, jonka kautta voidaan vastata näihin haasteisiin ja epävarmuuksiin, joita edessämme on. Ja tässä yhteydessä sisämarkkinoiden vahvistaminen on erittäin tärkeää, mutta tämän lisäksi ihmisten vapaa liikkuvuus kysymyksessä ei ole ainoastaan tavaroiden ja palvelujen liikkumus. Ihmisten, ilman ihmisten vapaata liikkuvuutta sisämarkkinat ovat, ovat rampa. Siksi meidän on hyväksyttävä komission etenemissuunnitelma niin, että Schengen, Schengenin alue toimisi täydellisesti ennen vuoden 2016 loppua. Kiitoksia. Honorevole Rodriguez. Edustaja Rodriguez this time we really need to think big. Tällä kertaa meidän täytyy kyllä ajatella suurempia kysymyksiä, jos halutaan estää geostrateginen ja moraalinen epäonnistuminen Euroopan unionissa. Turvalliset käytävät alkuperä- ja transitmaista maahanmuuttajille ovat tietysti tärkeitä. Ennen kaikkea meidän kuitenkin täytyy rakentaa tapojen avulla voidaan saada uudelleen hallintaa tilanne oman toimintamme nojalla. Ja tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy rakentaa todellinen eurooppalainen raja, jonka avulla voidaan suojata Schengeniä. Minä en puhu mistä rautalanka-aidasta, vaan kehittyneestä infrastruktuurista, joka tarjoaa hyviä palveluita. Siellä on rajavalvontaa ja varmistan se, että pakolaiset otetaan vastaan äh, kelvollisella tavalla ja samalla järjestetään integraatiopolitiikka uudelleen? Tämä on se tärkeä kysymys meille, jos halutaan saada uudelleen hallintaan koko tilanne. Ja minun mielestäni kaikki pitäisi järjestää suurena strategisena investointina. Euroopan vuoksi kysymyshän on Euroopan tärkeästä intressistä. Ja minä uskon, että tämä investointi voi luoda paljon uusia työpaikkoja eurooppalaisille ja siitä syystä näen siinä yhteyden myös siihen, että kun käsittelemme tätä pakolaiskriisiä ja samalla pureudutaan niihin ratkaisuihin, joiden avulla voidaan saada aikaiseksi vahvempi elpyminen Euroopassa. Luotan Alankomainen puheenjohtajavaltion ja komission siinä suhteessa, että ne esittävät meille kunnianhimoisempia ratkaisuja seuraavaa Euroopan neuvostoa varten. Edustaja Van Dalen. Eh, Hyvä puhemies. Aivan kuten Faust aikoinaan totesi, Eurooppa on nyt myymässä itseään Turkille. Viime viikolla lehteen kohdistuneet hyökkäykset osoittavat sitä aggressiivisuutta, jota Turkin hallitukset ovat. Erdogan on huippupaikalla, kun katsotaan niitä maita, joiden suurin osa lehtimiehistä on vangittuna. Vuonna 1683 tämä ei onnistunut, mutta nyt Erdogan pyrkii siihen, että saa lisää rahaa, viisumivapaata matkustamista ja samalla voidaan liittyä vielä Euroopan unioniin. Vähemmistöjen oikeuksiin, uskonnonvapaus, lehdistönvapaus, kaikki nämä on kyseenalaistettu Turkissa. Meidän ei tulisi niitä, niistä luopua. Lopetetaan tämä sopimusten teko Turkin sulka, sultanin kanssa ja Turkin liittyminen Euroopan unioniin. There is a question for... Edustaja, Van Dalen, teillä on sininen kortti. Haluatteko vastata? Command. Edustaja Buonan, pyydän tällä kysymystä. En mitään puheenvuoroa. Muistutan työjärjestyksestä. Lyhyt kysymys. Ei hätää. Haluaisin vastauksen kollegalle. Jos teillä olisi mahdollisuus tehdä päätös tulevassa kokouksessa, joka Euroopan tasolla järjestetään, mitä tekisitte? Mikä olisi tärkein toimi, jolla voitaisiin, jolla voitaisiin tämä, tähän asiaan ratkaisu saada. Er niin, kaksi asiaa pitää tapahtua. Mitenkään ne tulee yhdistää tätä pakettia Turkin liittymiseen? Ne ovat kaksi asiaa, jotka ovat täysin erillään. Toiseksi, me annamme valtavasti rahaa Turkille. Millä tavalla valvotaan sitä, että se käytetään hyvällä tavalla? Minä haluaisin, että me itse Euroopassa rakennamme vastaanottokeskuksia, emmekä anna rahoja hävitä vain Turkin viranomaisten taskuihin. Kolmanneksi meidän täytyy toimia solidaarisesti. Kreikkaa täytyy auttaa, jotta se voi hoitaa järjestelykeskuksensa kunnolla ja huolehtia siitä, että siellä pakolaisten rekisteröinti toimii kunnolla. Nämä ovat ne kolme kohtaa. Onorevole Paga Zortundua Ruiz Edustaja Bagatsaur tuntuen Ruiz. Kiitoksia puhemies. Edustaja sanoi täällä muutama minuutti sitten, että hän haluaa luottaa siihen, että Eurooppa, Eurooppa selviää kriisit toisen. Minä en nyt tuonne luottamusta kylläkään. Jos nyt massiivisesti halutaan palauttaa kaikki syrjäiset pakolaiset Turkiin, minusta tämä on historiallinen virhe. Ja sitä täällä seuraamme parlamentissa täysin voimattomina hallitukset ovat de facto tuhenneet solidaarisuuden arvon, joka yhdistää eurooppalaisia. He kuvittelevat, että suojelevat valtioita, mutta näinhän ei ole, vaan hänen paniikkiinsa ja tietämättömyys toiminta tässä vain varmistaa turvattomamman tulevaisuuden meille, koska emme pysty jäämään näin tämän planeetan suurten ongelmien eh, reunalle. Tällä eh, sanotaan, että näin mm, puretaan kannustimia eh, meren ylittämisellä, mutta on ihmisiä, joilla on oikeus pyytää turvapaikkaa. Kuukausia on tyhjiä lupauksia heille annettu. Näinä synkkinä aikoina maamme eivät ole pitäneet kiinni aikaisimmista sitoumuksista, jotka kuul- koskevat sisäisiä siirtoja ja rahoituksia. Ja nyt on tämä säädytön sitoumus Turkin kanssa. Ei varmaankaan näitä rahoja tähänkään saada. Me emme voi enää luottaa teihin, emme voi luottaa neuvostoon, emmekä kohta enää myöskään komission. Voisin, voisitteko jo toimia? Papadimoulis. Edustaja Papadimoulis. Kiitos. Niin, Anatolis, Anatolian basaareilta on nyt aivan liikaa odotettu. 28 hallitusta eh, ei pysty nyt täytäntöönpanemaan omia päätöksiään. Syyskuussa jo tehtiin päätös eurooppalaisesta ratkaisusta pakolaiskriisiin ja se mitä komissio on ehdottanut ja, ja mitä parlamentistakin on viestiä tullut. Nyt sitten Kreikkaa uhataan muuttumisesta yhdeksi valtavaksi pakolaisleiriksi. Ja se, mitä Inomenissä tapahtuu, on häpeä Euroopalle. Eurooppalaista ratkaisua ei saada kriisille ilman Kreikkaa tai Kreikkaa vastaan. Balkanin reitti pitää saada kiinni, eikä joskus lähitulevaisuudessa. Visegrad maat jotka, teke, jotka rikkovat yhteisiä päätöksiä, niitä pitää rankaista. Kyllä, ne, kyllä se perustamissopimuksen perusteella onnistuu. Meillä on olemassa Schengen jo, jo, ja meidän pitää huolehtia omista rajoista. Me tarvitsemme lisää solidarituutta solidaarisuutta. Mutta emme me vain tässä voi vain puhua ja, ja luvata kauniita. Meidän täytyy nyt sitten käytännössä solidaarisuutta ja toimia saada aikaiseksi. Edustaja Valero. Kiitoksia, puhemies. Mitä kaikki on jo sanottu, voin todeta, että kritiikki on todella suurta täällä parlamentissa sekä vihreitä kollegoilta että miltei kaikilta muiltakin. Toivottavasti komissio ja neuvosto ottavat kaiken tämän kritiikin huomioon. Ja mietin kyllä, millä tavalla te oikein tätä asiaa olette ajatelleet. Sanotte, että olette eurooppalaisten arvojen kannalla ja kuitenkin ehdotatte, että Geneve yleissopimusta tulee rikkoa, jotta voidaan tehdä tätä pakolaisvaihtoa. Vaihdetaan yksi syyrialainen toisen syyrialaisen. Tämähän on aivan absurdia. Haluaisin tietää, että mitkä syyrialaiset sitten lähdetään takaisin ja mistä syystä ja keitä tuodaan tänne. Millä tavalla turvapaikanhakemusta äh, tarkastelu käydään ilman, että rikotaan turvapaikka-oikeutta vastaan. Ja haluaisin tietää, millä tavalla sitten turvapaikkaoikeuksia myönnetään kaikille muille kansalaisuuksille. Minulla on paljon kysymyksiä, johon uskon, että teillä ei ole vastauksia. Kyseessä on huono ehdotus, joka toivon, että se kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Meidän täytyy kantaa eurooppalainen vastuu, emmekä saa ryhtyä mitä kaupankäyntiä käymään naapureidemme kanssa. Kyllä Turkki on ihan turvallinen maa, johon voi pakolaiset palauttaa. Honorevoli Annemans. Edustaja Annemans. Hyvät kollegat, Euroopan parlamentin enemmistö ja tämä ideologinen, joka teillä täällä on humanitaarisen ongelman ratkaisuksi, se ei liity mitenkään aineellisiin tilanteeseen, laittoman maahanmuuttoon, meidän hyvinvointimme vähenemiseen. Olette käyneet tämän neuvottelut loppuun ja ovat yhdistäneet tämän, yhdistäneet tämän arvomaailman kaikkiin Turkin vaatimuksiin. Viisumi 80 miljoonalle turkkilaiselle ja uusi luku, joka avataan liittymisneuvotteluissa. Olette yhdistäneet sen myös siihen, että seurataan rahaa. Kolme miljardia, sitä lisätään niin, että kohta on kuusi miljardia kyseessä. Jopa liberaalien johtaja käytti tällaista alihankintatermiä. Te itse olette siis sekoittaneet nämä kaikki arvot tähän kaupankäyntiin ja tinkimiseen vastapuolen kanssa avointen rajojen politiikka on muodostunut painajaiseksi eurooppalaisille, johtanut suuren pelkoon, pelkoon, jota me saamme täällä todistaa. Tämä ei ole mikään Euroopan unioni, tämä on Euroopan ei-unioni. Me olemme täällä ne, jotka annamme äänemme niille, jotka pelkäävät. Me sanomme kuten Martti Luther, tässä seisomme emmekä muuta voi. Kiitoksia. 2015 yli miljoona ihmistä saapui Eurooppaan, yli 3700 eh, henkilöä tuhahtu, no, kuoli Välimeressä, Gibraltarilta Egeamerelle. Tämä että kos- käsittelevä politiikka merkit, vaikuttaa aina olevan askel taaksepäin, kun ajatellaan kuinka nopeita nämä maahanmuuttovirrat ovat ja kuinka nämä eh, alkuperäiset tapahtumat vain kärjistävät. Me nyt hyväksymme, olemme hyväksymässä sopimusta, joka ei, ei meitä miellytä. Me emme tunne yksityiskohtia vielä, tunne. menee sitten, kun huippukokous on pidetty 17.18. maaliskuuta, mutta emme tietenkään pidä siitä. Siitä on tänään puhuttu. Täällä on paljon epä, epäilyksiä esitetty. Meillä on nyt vaikutelma siitä, että hätätilanteessa astumme harhaan ja joku on nyt mennyt pieleen. Me olemme tunteneet erilaisen Turkin, Turkin, joka oli todella maa, joka oli sitoutunut uudistuksiin. Nyt edessämme on toisenlainen maa. Joitakin virheitä olemme tehneet itsekin, näin uskon. Haluaisin italialaisena sanoa vielä asian, joka todella on epämiellyttävä. Jonkin aikaa on puhuttu ainoastaan Egeanmerestä No, tämä Frontexin ja Naton sopimus Egean valvomiseksi, sinne tulee Britanniastakin laivoja, mutta miksei puhuta Tunisien ja Libyan reiteistä. Tiedämme, että Libyassa on ISIS, tiedämme, että, että näiden salakuljettajien tienestit ovat terroristien suurin rahoituslähde. Meidän on todella päästävä eroon tästä hätätilanteeseen reagoimisesta ja lyhytnäköisestä politiikasta. Tar- meidän on saatava takaisin yhteinen pitkään aikavälin näkemys. Ainoastaan näin voimme saada aikaan sopimuksen, joka ei näytä luovuttamiselta. Edustaja Gardini, teille on sininen kortti. Haluatteko vastata? Onorevole Piditeios. Edustaja Piditeios. You have the floor. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε που δέχεστε την ερώτησή μου. Ήθελα να σας... Hyvät kollegat, kiitoksia, että hyväksytte kysymykseni. Haluaisin tietää, että ovatko ne kreikkalaiset, joihin nämä sietämättömät myönnytykset kohdistuvat, niin mikä on Euroopan unionin kanta tässä suhteessa? Kysymys on tietysti naivista kysymystä, koska vastaus on se, että Eurooppa tee yhtään mitään. Oletteko sitä mieltä, että voidaan tehdä jotain? Edustaja Gardini. Eh. No kuulkaas, ehkä en ymmärtänyt kysymystä aivan oikein, mutta haluaisin toistaa vielä sen, minkä sanoin. Minun mielestäni siinä on vastauksen ydin. Meidän on löydettävä kyky olla Eurooppa. Jäsenvaltioiden on päästävä ulos tällaista kansallisesta logiikasta. Me emme voi saada aikaan vastausta, jossa olisi tehokkaat tulokset, jos toimimme näin moniin ilmiöihin – tällä tavalla. En tiedä, voisinko ne vastata. Ehkä voimme kahden kesken jatkaa keskustelua. Sir. Edustaja Weidenholt. Kiitos puhemies. Niin tässä on kyse hyvin mutkikkaista asioista, eikä näihin löydy mitään yksinkertaista ratkaista, ehkä ei edes lopullista vastausta. Tietenkin on tarpeen, että me keskustelemme Turkin kanssa. Turkki on meidän naapurimme, hyvin tärkeä sellainen ja nahpari, na, siis naapureitaan ei voi valita. Mut, ja on hyvä säilyttää hyvät suhteet, kunnialliset, rehelliset, luottamukselliset suhteet naapureihinsa. Kuitenkin monia kysymyksiä on vielä auki. Miten äh, Turkissa toimii oikeusvaltio? miten tosissaan se eh, vastustaa korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta, miten siellä toimii ihmisoikeudet, eh, lehdistön vapaus, ilmaisun vapaus ja onko naapurimme valmis eh, estämään sadan, sodan omassa maassaan ja ratkaisemaan kurdikysymyksen rauhanomaisesti. Ja me emme vielä ole saaneet tähän tyydyttäviä vastauksia. Kyllä meidän täytyy tehdä yhteistyötä naapurin kanssa, myös Kreikan edussa, Muuten siellä syntyy humanitaarinen katastrofi, mutta sen täytyy toimia kansainvälisten oikeuden säännösten mukaisesti, emmekä saa olla liian sinisilmäisiä. Bareko. Edustaja Bareko. Сделката с Турция е Niin, itse asiassa kyseessä on sopimus Turkin kanssa, joka on ihan itsemurha. Oikein huono sopimus koska me valehtelemme Turkille. Turkille sanotaan, että hyväksymme sen Euroopan unionin ja Turkki sanoo, että se hyväksyy meidän pakolaisemme. Turkki kuuluu Aasiaan, ei se kuulu Eurooppaan. Islam ei mitenkään liity eurooppalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin. Itse olen lehtimies ja kysyn itseltäni, miksi kukaan ei ole sanonut Turkin pääministerille, että hyökkäys lehtimiehiä kohtaan on hyökkäys ihmisyyttä kohtaan. Jotkut puolitotalitaariset valtiot, kuten Unkari tai Bulgaria, ovat samankaltaisia. Erdogan on luonut islamin valtionsa ongelmat ja nyt me katsomme häntä kuten pelastajaa. Tämä virhe maksaa meille paljon. Me emme suojaa ulkorajojamme, me maksamme roistoille tässä tapauksessa ja roistot vain tuhoavat demokratiamme arvoisa De. puhemies. Kuten niin, enemmistön kansalaisista Euroopassa en ole koskaan kannattanut äh, Turkin liittymistä Euroopan unioniin. En ollenkaan näe hyvällä silmällä tätä kiirettä, jolla Euroopan unioni kesäkuun lopusta päästään ilman viisumia omalle alueelle kaikki turkilaiset, jotka haluavat tulla. Minä en mitenkään luota er-, Erdoganin megalomaniaan tämä brutaalius ja huono tahtova tämän sietämättömiä tämä luon, luonnostettu Turkin kanssa ei, ei ole hyväksyttävä. Uskon, että täytäntöpannossa tulee olemaan merkittäviä juridisia ongelmia nykytilanteessa, ja kun parempaakaan ei välittömästi ole, eh, ehkä sen voin jotenkin niellä, vaikka, vaikka tämä onkin korkea hinta. Olen kuitenkin vakuuttunut kahdesta asiasta. Euroopan unioni on jo murentunut. Se saattaa upota kokonaan, jos tänä vuonna ja ensi vuonna pari miljoonaa turvapaikanhakijaa tulee vielä täydessä kaauksessa Kreikan saarien rannoille ja pyrkii tuonne piikkilankojen läpi pääsemään eteenpäin. Meillä ei ole oikeutta perustaa Kreikkaan valtavaa kaleen tapausta leiriä, jossa jopa kymmenet ja sadat tuhannet pakolaiset ja mahanmuuttajat olisivat kauheissa olosuhteissa. Edustaja, edustaja Spinelli. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa teitä muutamista sanoista, joita hiljattain puheenjohtaja Tusk on sanonut. Kolmas maaliskuuta hän sanoi, älkää tulko Eurooppaan, se on aivan turhaa aivan kuten he olisivat voineet valita, koska he joutuivat pakkienemaan eilen. Hän sanoi, että laittoman maahanmuuton päivät olivat loppu. Tämä on väärin sanottu. Tusk tietää sen. Kreikas, Kreikas saapuvat pakenevat melkein kaikki sotaa. Ja nyt kaikki halutaan palauttaa Turkkiin ja heitä kutsutaan laittomaksi maahanmuuttajiksi. Teitä syytetään lait, laittomasta palauttamisesta YK, YK Amnesty ja muut tuomitsevat tämän Erdogan maan vaatii enempää, niin kuitenkin Kurdistanissa verilöily jatkuu ja lehdistön tehdään uhkaksi ja iskuja. Syyrian suojeltu alue sitten, no Erdoganhan voi käyttää sitä hyökkäyttäkseen kurdien kimppuun alunusnarkan kautta edelleen nämä pakenevat ihmiset tietenkin ne joutuvat käyttämään vielä vaarallisempia reittejä. Te, teidät saatetaan häpeämään. Minusta tämä on todella törkeä. Onorevole Sargentini. Seuraavaksi Sargentini. Dank u voorzitter. Mevrouw de... Kiitos puhemies. Arvoministeri. Tämä saattaa olla teille kummallinen tilanne. Te olette paikalla. Ainakin olette olleet täysistunnossa Mikäli Kivefors hofstadin puheelle, jota putettiin, kun hän puhui Euroopan neuvoston hätäistä toiminnasta, niin täytyy muistaa, että joka tapauksessa pakosta valtaisia riskejä. Nyt te olette poliittinen johtaja. Teillä on, on nyt uusi poliittinen johtaja, Mark Rytte, joka on alkomaiden pääministeri. Hän on peräänkuuluttanut sitä, että pakolaisvirra täytyy saada tyrehdytettyä nollatasolle, siis nollatasolle. Kysynkin teiltä, rouva ministeri, haluatteko, että pakolaisilla on turvalliset olosuhteet, vai haluatteko ennen muuta pitää pakolaiset pois Euroopasta? Ja toinen kysymys. Turkki on tontoutunut valtavan määrän syyrialaisia vastaan. Eikö tämä loppujen lopuksi johda siihen, että yhä useampi ihminen sen sijaan, että tulisi laivalla meren yli, pääsevätkin Eurooppaan sitten lentoteitse. Mitä tämä tarkoittaa? Roil, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Yksi huomio näin ennalta, kun puhutaan ihmisoikeusrikkomuksista tai oikeusvaltiorikkomuksista. Äh, totean vain, että minä vastustan Turkin EU-jäsenyyttä. Kuitenkin pidän tämän päivän keskustelua aika järkyttävänä. Sitä asti, kun on puhuttu pakolaisista, on kovasti valiteltu sitä, mikä kaikki menee väärin. Puhuimme aivan perustellusti Unkarin eh, suhteen, kritisoimme Itävaltaa, hyvä niin, eh, jotkut kritisoivat Merkeliä liian inhimillisestä politiikasta. Ja tänäänkin on vain esitetty kritiikkiä, vaikka minun mielestäni tämä malli ensimmäistä kertaa saattaisi tarjota ratkaisun joka toimii. Että pakolaiset pääsevät turvallisesti Eurooppaan ja että ne pääsevät Eurooppaan, joita todella vainotaan. Tätähän aina olemme halunneet. Eli nyt olemme myös hyvässä, meillä on hyvä mahdollisuus viedä salakuljettajilta, ihmissalakuljettajilta leipä. Mutta mutta jos asia toimii niin kuin valmisteltu, niin minä uskon, että vakolaiskysymykseen voidaan saada läpimurto. Tämä on valtava mahdollisuus ja minä kiitän neuvostoa ja komissiota, jotka ovat tätä työtä tehneet. Mitä ihmettä me täällä valittelemme kaikkea sitä, mikä ei toimi ja mikä on väärin. Mutta nyt viimeinkin neuvosto on saanut jotain aikaan yhteisen linjan erinomaista. No eihän tämä täydellinen eikä edes valmis ratkaisu vielä ole. Ja kyllä minullakin on kysymyksiä, mutta minun mielestäni tämä antaa meille nyt enemmän toivoa kuin mikään tähän astinen toimi. Joten tuki minulta niin neuvostolle kuin komissiollekin. Katsokaa Herra Haan henkilökohtaisesti on todella tehnyt valtavan työn ja käyttänyt tähän aikaa. Nyt mielestäni olemme vihdoinkin, viimeinkin ottaneet askeleen oikeaan suuntaan. Minä olen optimistinen kaikista Turkkiin liittyvistä ongelmista huolimatta. Roil, there are three blue cards. on kolme sinistä kortti. Olette hyvin suosittu tänään. Mr. O'Flynn, then Mr. Franzuli, then Ms. Eh, Grappini. O'Flynn. Mr. Franzuli, please. No, Franzuli siinä tapauksessa, olkaa hyvä. Very much, eh, grazie, president. Kiitoksia paljon. Kiitos puhemies. Arvon kollega, Turkin kanssa tehty sopimus on minun mielestäni sellainen, että siinä on joitakin hyviä asioita, joitakin asioita, jotka eivät ole niin hyviä. Kuusi miljardia maksetaan veronmaksajien rahaa Euroopan unionista Turkille. Mitä ettekö te kuule? Kuunteletteko te, mitä minä sanon? Te siellä elehditte. No, joka tapauksessa todennäköisesti te tiedätte, että salakuljettajat ja muut tulevat keksimään muita keinoja tuoda maahanmuuttajia Eurooppaan. Ettekö te usko, että loppujen lopuksi kohta tarvitaan eurooppalaista raja- rannikkovartioista laitosta vihdoinkin vartimaan rajoja. Mitä Roil? Roil. Krapini saa nyt puheenvuoron domnule președinte stimate coleg ați arătat. kiitoksia kovasti puhemies. Niin, hyvä kollega, te sanoitte, että olette tyytyväinen siihen, mitä komissio on tehnyt. Mutta kerronpa teille mielipide tiedustelusta jonka mukaan 53 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista sanovat, että ymmärrä Euroopan unionin politiikkaa. Mikä teidän mielestänne on oikea tie eteenpäin? Mistä diilistä sopimuksesta te puhutte? Ensinnäkin mielestäni äh, tämä on edistysaskel. En sanonut suinkaan sen olevan täydellinen. Ja edistystä on se, että ensinnäkin äh, rajoitetaan tätä virtaa ja toiseksi äh, oikeutettuille – pakolaisille. Tarjotaan turvallinen reitti Eurooppaan, jotta eivät joudu vaarantamaan henkeään salakuljettajien veneissä. Tämä on mielestäni askel oikeaan suuntaan. Tähänastiset yritykset, rajojen sulkeminen, muurien rakentaminen, sehän nyt idiotiaa oli. Niin Flanagan haluaa vielä puheenvuoron. Mr. Royal Herra Roel sanoo, että sopimus ei ole täydellinen. Ei tietenkään mikään ole täydellistä. Täydellisyyttä on vaikea tavoitella. Se, että ryhtään liiketoimiin sellaisen maan, sellaisen johtajan kanssa, joka suotuisasti kyllä puhuu Adolf Hitlerin hallintomalleista ja rakenteista suhtautuminen suopeasti, niin tietystikään sopimus ei ole täydellinen, mutta jotain rajaa pitäisi kuitenkin olla, kun tehdään sopimuksia tuon tyyppisen ihmisen kanssa. No, luuletteko, että tämä minua haittaa ollenkaan, mutta kun joskus on löydettävä tapoja toimia, pitäisikö jatkaa niin kuin tähän asti? antaa ihmisten mädäntyä sinne so sodan jalkoihin ja hukkua mereen. Ei. Meidän täytyy auttaa näitä ihmisiä ja joskus täytyy sitten nielläkin jotain. Honorable Fleckstein. Fleckstein, olkaa hyvä. Herr Präsident, äh, liebe Kolleginnen. Puhemies, arvon kollegat, herra Roil te olette osittain oikeassakin siinä, mitä sanotte. Minäkin ensimmäistä kertaa toivoin, sen suhteen, että vihdoinkin 28 muusikkoa soittaisivat sopusointoisesti yhtä säveltä, mutta nyt tämä ei vielä riitä. Herra Verhosto ja muille sanoi, että tietysti että oikeassa, kun te kritisoitte sopimusta, mutta hieman pragmatiikkaa tarvittaisiin myöskin pikkuhiljaa. Olen nähnyt, että yhteinen linjaus on syntymässä Turkun kanssa, mutta usein otteeseen on todettu, että meidän pitäisi saada parempaa tietoa. Tähän kuuluu myöskin tieto siitä, mitä tuon toimintasuunnitelmaan kuuluu. Nyt on kyse siitä vain, että rahalla on antamassa. Ja turvapaikka menettelyt, ne täytyy hoitaa kuntoon. Ja Turkin yhteydessä meidän täytyy selkeästi kritisoida median kohtelua ja selkeästi todeta, että me odotamme Turkin hallituksen sitä, että se välittömästi antaa takavarikoidun omaisuuden takaisin ihmisille. Ihmisiä ei pidä jättää pulaan Turkkiin. Ihmiset, jotka haluavat vapautta, ovat siksi paineita. Minun mielestäni nyt, kun puhutaan 23 ja 24 neuvottelukappaleen avaamisesta, niin silloin minun mielestäni työtä ei ole riittävästi vielä tehtynä suhteessa, että nämä neuvottelukappaleet voitaisiin avata. Seuraavaksi kyllä. Kiitos puhemies. Kun mietin tuota Turkki-huippukokousta, niin mieleeni tulee, että jos joku on, hyväksyy jonkun asian täysin, hän ei pyri sitä millään tavalla muuttamaan. Ja nyt juuri tästä syystä pelkään, että tämä sopimus ei sisällä mitään yksityiskohtia, ei mitään konkretiaa. Tämä valtava kriisi kuitenkin vaatii konkretiaa, paitsi että tarvitsemme yksittäisiä rakennuspalikoita. Tarvitsemme kokonaisen konseptin, rakennuksen piirustukset. Eli montako pakolaista EU-jäsenvaltiot ovat valmiit ottamaan vastaan? Tämähän on se ydinkysymys. Se, joka kiertää tätä kysymystä kuin kissa kuumaa puuroa, ei löydä lopullista ratkaisua apu, avun on oltava vapaaehtoista ja siksi EU-jäsenvaltioilta täytyy kysyä, paljonko ne ovat valmiit ja kykenevät auttamaan. Nuo ihmisparat, jotka lähtevät kodeistaan, ovat ansainneet enemmän kuin tällaista näytelmää. Myös EUn kansalaisilla on oikeus vaatia selkeyttä. Pyydän, pyydän, että taistelisimme yhdessä kokonaisratkaisun puolesta. Seuraavaksi Ali. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Kun ajatellaan EUn ja Turkin suhteita, niin meidän ei pidä pitää Turkia tilapäisenä liittolaisena, vaan pitkän aikavälin kumppanina. Meidän täytyy vakuuttaa Turkin osapuoli siitä, että yhteistyö on vastavuoroisesti hyvää ja hyödyttävää. Ainoa keino pärjätä on ylläpitää hyviä läheisiä suhteita, jotta voimme vastata haasteisiin. Nyt kun ajatellaan pakolaiskriisien ratkaisua, niin Turkki, Turkin rooli on oleellinen ja hyvät suhteet Turkin kanssa on meidän etujemme mukainen asia. Siksi ei pidä keskittyä ainoastaan rahan jakamiseen, vaan meidän täytyy myös alkaa toteuttaa EU-Turkki-toimintasuunnitelmaa, jotta voimme lieventää painetta Euroopan rajoilla. On myös tärkeää, että me eurooppalaisina keskustelemme ja kehitämme yhtenäistä kantaa Turkin kanssa sen suhteen, miten vastaamme haasteeseen. Muuten meille tulee turvattomuutta. Honorable Ferreira arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen. Mitä tapahtui huippukokouksessa Turkin kanssa ja mitä tulee tapahtumaan tulevassa EU-huippukokouksessa? muistuttaa meitä Euroopan historian kaikkein pimeimmistä hetkistä. Kyse on inhimillisestä draamasta, johon on kietoutunut miljoonia ihmisiä. Euroopan suoraan tai epäsuorasti vastuussa näiden ihmisten kohtalosta. Ihmiset pakenevat sotaa ja kauhua ja köyhyyttä. EU keskittyy sotakoneiston käyttöön Naton tuella. Se haluaa kriminalisoida pakolaiset, ja pakolaisryhmät. Tähän liittyy valtaisen suuri eettinen ja moraalinen näkökanta, joka on täysin unohdettu. Sen sijaan Eurooppa on epäsuvaitsevainen, autoritääriset ryhmät nostavat päätään. Euroopassa on valtaisa riski nyt. Saattaa tämä kaikki räjähtää käsin vielä jonakin päivänä. Siitä huolimatta ihmiset haluavat lähteä juuri tälle tielle. Tämä tarkoittaa sitä, että sadat tuhannet ihmiset pakotetaan ylittämään Euroopan rajata epätoisilla keinoilla. Tämä johtaa tuleviin tragedioihin vielä välimerellä. En tiedä, miten te saatte unta öisin, koska te olette poliittisesti vastuussa näistä tragedioista. Putikoffer on seuraava. Niin kutsuttu pakolaiskriisi on toden totta Euroopan yhteenkuuluvuuden kriisi, Euroopan äh, itsetunnon kriisi ja Euroopan humanismin kriisi. 7. maaliskuuta huippukokous ei saanut aikaan parannusta, kriisi jatkuu. Tämän soitti muun muassa varapuheenjohtaja Dombrovskis, jonka oli hyvin vaikea edes tarttua koko aiheeseen. Samoin Alankomaiden puheenjohtajavaltion edustaja, joka ei uskaltanut käyttää edes sanoja pakolainen ja turvapaikka. He tuntevat vain laittomat maahanmuuttajat Kielenkäyttökin on äärimmäisen tärkeää. Ne, jotka eivät näe pakolaisia, vaan näkevät vain laittomat maahanmuuttajat, äh, kohtelevat ihmisiä jälkimmäisinä. Halutaan yhteistä Eurooppaa, tätä haluaa myös Merkel, mutta nyt edessämme on Eurooppa, joka välttelee vastuuta, vastuutaan ja joka on Eurooppa, joka on menettänyt moraalisen arvokkuutensa. Seuraavaksi edustaja Pelch. Puhemies, arvon komissaari, ministeri. Dobrovski, varapuheen johtaja, sanoi, että me teemme täällä poliittisia päätöksiä. Ja sen vuoksi äänestäjämme tulevat arvioimaan seura- niiden seuraamuksia. Tämä on tärkeää. On tärkeää ajatella, mitä äänestäjät ajattelevat meistä. Kriisit täällä seuraavat toisiaan, taloudelliset, demografiset ja niin edespäin kriisit seuraavat toisiaan. 4,5 miljoonaa alle 20-vuotiaista työtöntä on Euroopassa ja pakolaiskriisi on päällä. Joten meillä on hyviä esimerkkejä esimerkkejä sellaisista asioista, joita olemme onnistuneet hoitamaan hyvin, kuten muun muassa talouskriisi. Ja jos ajattelen vaikkapa talouden ohjauskautta, niin mielestäni on tärkeää äh, katsoa huolellisesti, millaisessa, millaisessa tilanteessa maat ovat. Olen ylpeä siitä, että Unkari, minun maani, joka oli konkurssin partaalla, on nyt tilanteessa, jossa talouden tulokset ovat hyvät, kasvua on tapahtunut ja kun ajatellaan vaikkapa kansainvälistä naistenpäivää, niin voin sanoa, että eipä meillä suuria palkkaeroja ole naisten ja miesten välillä. Ja kun puhutaan maahanmuuttokriisistä, niin maanantain sopimus ei todellakaan ole täydellinen, mutta minä olen yhtä mieltä Roilin kanssa. Meidän ei tulisi valittaa, meidän täytyy katsoa eteenpäin, täytyy löytää ratkaisuja. Näin meidän täytyy tehdä. Meidän täytyy vahvistaa rajavalvontaa, meidän täytyy ehkäpä ö, olla tiukempia rajoilla, jos tarve vaatii, niin ehkäpä aitojakin. Mutta nämä ovat vielä kaikkia avoimia asioita. Meillä on muitakin avoimia asioita, kuten vaikkapa viisumivapaus ö, Turkin suuntaan. Entäpä Ukraina, miksi me puhu siitä? Miten me ratkaisimme tämän ongelman? Ehkä yksi ihminen Turkkiin, yksi Eurooppaan. Mutta missä, mistä löytyvät takeet, hyvä komissaari, siihen, että me käytämme saatavilla olevia varoja asianmukaisesti? Meidän ei pidä löytää lyhyt näköisiä ratkaisuja, vaan pitkän tähtäyksen ratkaisuja. Tämä ratkaisu oli mielestäni jo hyvä. Mrs. Galpec, there is a blue card for... Teille on sininen kortti, haluatteko vastata? But before, uh mutta sitä ennen haluan korostaa sitä, että sininen kortti on vain kysymyksiä varten, koska monet jäsenet käyttävät sinistä korttia saadakseen itse pitää puheen. Sininen kortti tulee puheen jälkeen ja on kysymystä varten. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitos, että varoititte, että en voi tietää mitä aion kysyä, mutta haluaisin esittää kysymyksen Euroopan parlamentin varapuhemiehelle, joka on myöskin sen puolueen varapuhemies, varapuheenjohtaja, jota Urban edustaa. Huippukokouksessa Urban totesi, että Unkarista Unkaria ei pitäisi muuttaa Euroopaksi. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Kuinka Unkarista tehtäisiin Eurooppaa? Pitäisikö tässä noudattaa Erdogan järjestelmää vaikka Putin järjestelmää? Mitä te kannatatte? No, puhemies varoitti teitä, että hän tekään tiennyt, mistä minä puhuisin. Äh, on kuitenkin hyvä, että kuuntelisitte ensin ähm, ja sitten esittäisitte äh, kysymyksen sinisen kortin keinoin. Te nyt halusitte esittää kysymyksen Unkarin pääministerille. No, minä olen kuitenkin sitä mieltä, että maanantain päätös oli hyvä askel kohti oikeaa suuntaa. Meidän täytyy ähm, valvoa Euroopan rajoja ja yksi keino valvoa rajoja on sulkea ne. Mielestäni meidän tulisi kulkea yhteen kohti yhtä päämäärää. Ja tietenkin Unkarin hallituksen e, e, intresseissä on suojella Unkaria. Nyt me olemme joutuneet tähän tilanteeseen, missä me olemme. Ja näin on. Thank you, Chair. Kiitos puhemies Euroopan unioni ja Turkki tarvitsevat toisiaan löytääkseen yhteisen ratkaisun pakolaiskriisiin. En tarkoita tällä pakolaisen virran pysäyttämistä, mutta on huolehdittava siitä, että suojelua tarvitsevat ihmiset suojelua saavat ja ihmissalakuljettajat pysäytetään. Meidän on annettava vastaus humanitaariseen kriisiin. Miten 28 EU-maiden johtajaa voivat tehdä suunnitelman, jossa laillisia tapoja päästä unioniin ää, äh, lisätään vain siinä tapauksessa, että ihmisiä samalla palautetaan pois Euroopan unionista. Tämä ei ole kansainvälisen lainsäädännön mukaista. Nyt äh, käydään vuoropuhelua Ankaran kanssa laskien vain niitä ihmisiä, joita päivittäin Kreikan saarille tulee. Ihmisoikeudet jätetään tois äh, arvoiseksi asiaksi. Entäpä sitten Turkin nämä äh, oikeusvaltiorikkomukset, lehdistövapausrikkomukset. Samalla 350 000 kurdia Turkissa ovat joutuneet kärsimään vainosta ja väkivallasta. Euroopan unioni ei voi sulkea silmiään. Minä vetoan neuvostoon. Käynnistäkää kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevien pakolaisten uudelleen sijoittaminen välittömästi. Tämä on aivan välttämätöntä. Kiitos. Piotrowski. Piotrowski. Wbrew enuncjacjom ostatni szczyt... Kiitoksia, <clears throat> puhemies Huolimatta siitä, mitä odotimme, niin tämä huippukokous loppui erittäin näyttävään epäonnistumiseen Euroopan unionin kannalta. Turkki tässä vie kuin pässiä narussa. Tusk öö, ja muut ehkä voivat kuvitella, että että laiton maahanmuutto on ohi ja Juncker voi sanoa, että tämä huippukokous oli menestystarina, mutta tosiasia on se, että EU epäonnistui. Tästä ei ole kahta kysymystäkään. Me pyydämme Turkkia tekemään asioita ja Turkki yrittää käydä jonkinlaista huutokauppaa. Miljardeja euroja on, on käytetty viisumijärjestelmän ja niin edespäin. Turkki nyt lopulta sai sen, minkä halusi. EU oli pakko niellä tämä ja hyväksyä asia. Nyt puheenjohtajavaltio sanoi, että meidän tulisi nopeuttaa keskustelua. No, minä kysyn teiltä, mm, arvon ministeri, että mitä, kuinka monta uutta pakolaista tästä seuraa? Sitten väit. Kiitoksia, puhemies. Arvon kollegat, nyt olemme sellaisessa, olemme sellaisessa tilanteessa, että pakolaiset, maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat kärsivät. Kyse pelkästään moraalisesta velvoitteesta ja myötätunnon osoittamisesta, vaan paljon muustakin. Uskon, että kaikki tuntevat näitä tunteita. Kyse myöskin meidän kapasiteetistamme ja poliittisesta vastuustamme. Euroopan kyky olla yhtenäinen ja tehokas on nyt koetuksella. Mikäli pistämme syyllisyyden tunteen ja vastuun tunteen sivuun sen tragedian osalta, joka menee lähi Meidän täytyy muistaa, että Turkilla on erittäin tärkeä rooli tässä kriisissä. Niin voi hyväksyä Erdoganin totalitaarista hallintotapaa. Sitä, kuinka hän pidätyttää lehtimiehiä ja sortaa mediaa. Meidän täytyy kuitenkin tunnustaa, että me tarvitsemme tänä päivänä ja vielä huomispäivänäkin Turkkia kumppaniksi. Kyse ei mistään kaupallisesta sopimuksesta, vaan kyse on Euroopan intresseistä. Ja Turkki on erittäin tärkeä maa, joka tietystikin pitää kiinni omista intresseistään tässä yhteydessä. Olisi ollut helpompaa, mikäli Eurooppa olisi tehnyt selväksi sen, mikä sen aseen Turkkia kohtaan on ennen kriisiä. Nyt ei ole oikea hetkenään tehdä. Albiol Kusman, Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin ja Turkin sopimus, jotta Turkista tulee muuri Euroopan unionin rajalle on asia. Me maksamme 6 miljardia euroa näistä ihmisistä. Mikä on yhden ihmishengen hinta? Näin tuomitaan pakolaiset mustaan aukkoon. Kukaan ei tiedä, mitä näille ihmisille tapahtuu. Me maksamme ja unohdamme. Nämä ihmiset joutuvat epäinhimillisiin Äh, olosuhteisiin pakolaisleireille. Me maksamme viulut ja Turkki hoitaa likaisen työn puolestamme. Näin Turkki maksaa tavallaan meille siitä, että me suljemme silmämme, kun Turkki rikkoo ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota, vainoaa kurde, kurdikansalaisia ja niin edelleen. Syyria, Afganistan, eh, Sudan, kaikki ovat kriisipesäkkeitä. Eh, me emme missään nimessä saa tehdä tällaisia ihmisoikeuksia rikkovia sopimuksia. Sekin päivä vielä koittaa, jolloin meidät tuomitaan tästä. Seuraavaksi Uskon, että vain eurooppalainen suunnitelma, joka toteutetaan niitä kaikki osapuolet ovat mukana, tuo meidät lähemmäksi ratkaisua maahanmuuttokriisissä. Uskon niin ikään, että neuvottelut Turkin kanssa ovat erittäin tärkeä osa tätä suunnitelmaa. Se liittyy monia rajoituksia, niin kuin puheenjohtaja Weberkin mainitsi. Kyse on tärkeästä kumppanisuhteesta. Moraaliset arvot ovat herkä kysymys ja myöskin keskustelu rahasta, rahasta jonka meidän täytyy antaa Turkin pakollista auttamiseksi. Asia, rahat täytyy jakaa asianmukaisesti. Sovimus Turkin kanssa on vain osa suunnitelmaa. Balkanin reitin solmiminen todennäköisesti johtaa siihen, että muita reittejä käytetään enemmän ja meidän täytyy tähän varautua. Haluaisin puhua myöskin taloudesta hieman niin kuin komission jäsen Dombrovskiskin puhui taloudesta. Uskon, että maailman talouden tilanne on erittäin tärkeä asia otettavaksi huomioon. Me täytyy olla huolissamme siitä, mitä tapahtuu esimerkiksi Kiinan puolella. Mutta tärkeämpää vielä on se, että Euroopan unionin rikas talousalue on myös huomioon lähialueellamme kysyntä ja investointimahdollisuudet ovat myöskin vaakalaudalla. Meidän täytyy päästä tärkeimpään prioriteettimme kasvuun ja työllisyyteen. Ja täytyy varmistaa, että toimivat yhteensopivia talouden tarpeiden kannalta. Euroopan talouden ohjausjaksoksessa tämä on tärkeä prioriteetti ja minä tuen täysin komission pyrkimyksiä pistää suunnitelmia täytäntöön. Mainitsen yhden asian, joka yleistyslistalla. Kyse on Itä-Ukrainan tilanteesta. Siellä tilanne muuttuu yhä vaarallisemmaksi. Taistelut jatkuvat edelleenkin. Ihmisten henki ja elämä ovat vaakalaudalla ja epävakaus saattaa heistua sieltä Euroopan unioninkin. Meidän täytyy ottaa tämä paremmin huomioon meillä politiikassa. Me emme voi edes kuvitella, että voimme normalisoida tilanteen Venäjän kanssa, koska Venäjä on erittäin tärkeä osa tätä koko ongelmaa. Honorable Guillaume. Guillaume on seuraava. Kiitoksia puhemies. Niin, <clears throat> Kun kommentoimme huippukokousta, niin monien mielestä tässä oli kyse epäonnistumisesta, toisten mielestä menestyksestä. 17. ja 18. maaliskuussa meidän täytyy tarkastella maanantain keskusteluja ja katsoa, mihin suuntaan sitten lähdetään. Kun ajatellaan vaikkapa palkka, Palkkanin reittiä, niin virhelaskelmien tekeminen on vaarallista selittäkää meille, miten voidaan halua pelastaa Schengen, kun samalla Euroopan unionissa ja sen lähipiirissä yksipuolisesti suljetaan rajoja. Turkki on kuitenkin kaikesta huolimatta meille erittäin tärkeä kumppani ja yhteistyö on välttämätöntä, mutta jos ratkaisuja löy- halutaan etsiä muu unionin ulkopuolella, niin niitä täytyy löytää myös unionin sisällä. Me emme voi ähm, ulkoistaa kriisin hallintaa. Äm, rajoilla täytyy kantaa äh, vastuu, täytyy olla myös äh, solidaarinen. On tärkeää, että äh, ymmärretään kuinka äh, epäihmisarvoista on ajatella, että yksi, tur- yksi syyrialainen Turkkiin, yksi äh, EU-hun tällaisen järjestelmän oikeudenmukaisuus ja lainmukaisuus on sekin asia, josta en ole vakuuttunut. Me, me emme saa myöskään sulkea silmiämme Turkin sisäisiltä ongelmilta. on tärkeää, että kun me teemme yhteisiä päätöksiä, me olemme myös solidaarisia. Kiitos. Honorevole on seuraava. Kiitos puhemies. Kyllä Merkel oli toden totta oikeassa. Eurooppalainen ratkaisu on tulossa, tosin ei liittokanslerin haluama eurooppalainen ratkaisu. Euroopan unioni on nyt lopettanut avointen ovien politiikan. Monet jäsenvaltiot ovat tehneet selväksi, että Saksa on kantoineen yksin ja eristyksissä. Angela Merkel viime syyskuussa omalla päätöksellään avasi ovet ja portit. Itävalta ei tätä nyt kuitenkaan hyväksynyt ja Itävalta sitten kokosi voimansa yhteen muiden samalla tavalla ajattelevien maiden kanssa. Nyt nyt tuleekin Turkin tehtäväksi rajojemme suojeleminen. Se, että Turkki tätä kautta voi kiristää meitä, ei toden totta ole demokratian mukaista, naisten oikeuksien mukaista, lehdistövapauden mukaista. Ja että tuon maan kanssa nyt sitten vielä aletaan äh, uudelleen jäsenyysneuvottelutkin on kyllä todella uskomatonta. Eli nyt suljetaan silmät Turkin ongelmilta. Ovatko vain saksalaiset vai myös eurooppalaiset arvot nyt uhrina? Siis äh, nyt äh, käydään sellaisia neuvotteluita, jotka eivät toden totta hyvää, äh, hyvältä näytä EUn tulevaisuuden suhteen. Quand il est arrivé au Conseil européen, Eurooppa-neuvoston kokouksessa Turkin pääministeri tapasi Euroopan hallituksen ikään kuin. Kyseli suuresta sekasotkusta. Hallitusten ja valtioiden päämiehet olivat kykenemättömiä tekemään päätöstä. Ja siellä ryhtyin sitten lehmän kauppoihin. David Cameron halusi, että hänen maansa voisi astua askelen pois Euroopan Sitten Turkki puolestaan halusi jalan oven väliin kiristämällä. Halusi näin tehdä. Olosuhteet ovat tällaisia. Mitä tuloksista saatiin aikaan? sopimus, joka liittyy eurooppalaisen rajan rannikkovartiostoon, turvapaikkahakemusten keskitetty järjestelmä. Nämä eivät edelleenkään ole tosiasioita, niistä ei ole edelleenkään päätetty. Sen sijaan puhuttiin ottamisesta kolmansiin maihin ja palauttamisesta. Uskottavaa ulkopolitiikkaa. Onko tämä uskottava ulkopolitiikkaa? Kolme miljardia Turkille. Kuinka paljon Libanoniin ja Jordanian huomispäivänä Pitäisi syrjää sitä ryhtyä jälleen rakentamaan. Tässä tilassa Eurooppa nyt on. Tämä suuri häpeä. Häpeällistä on, että emme pysty, Eurooppa ei pysty toimimaan kansalaisten silmissä. Tämä on häpeällistä. Euroopan pitäisi nyt ansaita paikkansa historiassa. Kyse on historiallisesta velvoitteesta, historiallisesta ajankohdasta. siihen meidän täytyy kerta kaikkiaan ryhtyä tuumasta toimeen. Rangel, ja pyydän teitä kunnioittamaan teille myönnettyä puheaikaa, koska kello 13 alkaa äänestys. Grazie, presidente. Eh, Kiitoksia puhemies. Niin, minä haluaisin sanoa, että tänään, kun me keskustelemme ähm, tästä asiasta, niin Portugalin uusi presidentti on juuri vannonut virkavalansa ja hän puheessaan korosti niitä arvoja, joita meidänkin tulisi tässä pakolaiskriisissä kunnioittaa, nimittäin inhimillisiä, humanisia arvoja ja niitä mm-hmm. arvoja, jotka olemme perineet tässä eurooppalaisessa hankkeessamme. Ensinnäkin meidän täytyy toivottaa tervetulleeksi ihmiset. Meidän täytyy tukea Kreikkaakin tässä asiassa ja olen iloinen siitä, että nyt neuvosto aikoo lopultakin lähettää Kreikkaan apua, rahaa, kun se joutuu vastaamaan tähän valtaisaan haasteeseen ja on hyvä, että NATO rientää apuun auttamaan rajavalvonnassa. Ja 18. maaliskuutahan neuvostossa lopultakin aletaan tehdä työtä rannikko- ja rajavartio vartijaviranomaisen edistämiseksi. Se on suuri kehitysaskel meidän turvallisuudellemme. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Vettel-säätiön tekemän tutkimuksen mukaan 79 prosenttia eurooppalaisista tukee tätä eurooppalaista rannikko- ja rajavartiostoa. Ja haluavat nimenomaan eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan, ei kansallista turvapaikkapolitiikkaa, vaan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkamenettelyn, joka kattaa kaikki 28 jäsenvaltiota, ei vain yksi, kaksi tai kolmea Eli 78 prosenttia eurooppalaisista tukee tämän kaltaista lähestymistapaa. Jo, jopa ää, ne Visegrad-maat, jotka ovat usein vastahakoisemmin ää, suhtautuneet näihin järjestelmiin, sielläkin 60-70 prosenttia kansalaista tukee tätä, joten meillä ei ole seuraavassa neuvostossa mitään syytä olla ottamatta näitä askeleita, jotka johtavat kohti parempaa tulevaisuutta. Seuraavaksi Toija. Kiitoksia puhemies. Tämä Eurooppamme on joutunut nyt neuvottelemaan Turkin kanssa aivan liian heikoissa olosuhteissa. On selvää, että kun pakolaisia tulee Eurooppaan, meillä asiat eivät toimi. Meidän täytyy kantaa vastuuta tietysti vastaanotosta ja pakolaisten tunnistamisessa. Kun ajatellaan turvapaikan hakijoita ja leirejä, niin ne ovat hyväksyttäviä ainoastaan siinä tapauksessa, että myös eurooppalaiset kantavat vastuun ja kansainväliset organisaatiot kantavat vastuun niiden hoitamisesta. Ja kun ajatellaan Alankomaita puheenjohtajavaltiona, niin mm, täytyy myös tarkastella niitä pakolaisia, jotka ovat jo Euroopassa, Kreikassa. Me emme voi noin vain palauttaa heitä Turkkiin. Se olisi julmaa. Se olisi sitä paitsi kaikkien kansainvälisten yleissopimusten vastaista. Kun ajatellaan vaikka lapsia, emme voi sietää sitä, että he joutuisivat palaamaan lähtöpaikkoihinsa arvoisa puhemies. Kaksi asiaa huippukokouksesta. Ensinnäkin tämä myönteinen asia. On oikein hyvä, että näemme nyt pyrkimyksen erotella syyrialaiset muista pakolaisista ja erotella ne, jotka pakenevat sotaa, eh, taloudellisista maahanmuuttajista. Joten tässä yritetään nyt toimia niiden ihmisten hyväksi, jotka ovat Turkissa. On erittäin hyvä, että he saavat oikeuden päästä Turkin työmarkkinoille. Toki tämä maksaa Euroopan unionille jotain, mutta meidän on tehtävä kaikkemme, jotta ihmiset jäävät sinne, etteivät tule Eurooppaan. Sitten tuo huono uutinen on pyrkimys tehdä tällainen diili yhden suhde yhteen, eli vaihtaa ne, jotka ovat Turkissa muihin. Ja tämä mielestäni puuttuu jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. Tässä pyritään nyt huolehtimaan uudelleen sijoittamisesta ja tämä on puuttumista sisäisiin asioihin. Pitää löytää solidaarisia yhteisiä ratkaisuja. Kiitos. Sommer. Sommer. Kiitoksia puhemies, arvon kollegat. Meillä on eurooppalainen, yhtenäinen eurooppalainen turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikka. Monet jäsenvaltiot eivät ole kuitenkaan halukkaita pitäytymään eurooppalaisen lainsäädäntöön, ovat itse päättäneet toimia toisen. He kieltäytyvät noudattamasta kansainvälisten oikeuden säännöksiä jättävät kerta kaikkiaan huomiotta säännökset. Siksi olemme nyt nykyisessä pakolaistilanteessa. Tässä tilanteessa meidän täytyy tarttua Turkin tarjoukseen pidättää taka pitää tur- pakolaisia Turkissa ja vaihtaa heitä Euroopan kanssa. Kuunteleeko tässä Euroopasta kansainvälistä, kansainvälistä oikeutta ja minkälaisen kuvan Eurooppa antaa itsestään, mikäli tällainen sopimus todellakin syntyy. Tämä on surkea kuva Euroopan tilasta. Tämä surkea kuva on niiden jäsenvaltioiden syytä, jotka eivät yhdessä ole halunneet noudattaa solidaarista maahanmuuttopolitiikkaa. Itävalta aloitti melkoisen vastarinta aallon, kun se kieltä tuottamasta sotapakenemaan ihmisiä vastaan. Silloin ei kunnioitettu kansainvälistä oikeutta ja tietystikin Turkki haluaa vastapalveluksi. Tämä on nyt selvää, niin mekin me tekisimme tässä tilanteessa, mutta hyvät ystävät, kolme miljardia lisää. Tämä kuulostaa suurelta summalta rahaa, mutta mikäli pohdimme tilannetta, kaikesta rahaa, joka on virannut jo Kreikkaan, niin kuusi miljardia mitä verrattuna Kreikan auttamiseen ja kuusi miljardia on pisara meressä, kun katsomme tosiasioita sitä, kuinka Muuten me saisimme kaikki nämä pakolaiset kontollemme. Tämä ei ole tietystikään mukavaa, kun joudumme maksamaan siitä, että pakolaiset teetään pois Euroopasta, mutta tietystikään emme voi muuta tehdä. Oikeisto populistit myöskin täällä Euroopan parlamentissa tässä saat vettä myllyynsä. Monet hallitukset Euroopassa ovat äh, nyt äh, samalla linjoilla ja erittäin ikävää on, mikäli oikeisto tässä nostaa päätään tällaisen kriisin yhteydessä. Tämä on suorastaan häpeällistä. Ja parlamentin tehtävänä on varmistaa se, että Turkin kanssa tehty sopimus, joka tuntuu olevan aina vaihtoehto tällä hetkellä, täytyy hoidon arvoja. Me, olemme Euroopan parlamentissa vastuussa asioista. Ilman meitä ei viisumi, vapautuksia eikä Turkin liittymistä. Älkää unohtako tätä. Me olemme vastuussa tällaisista päätöksistä. Honorevole Sipel. Sippel on seuraava. Vigin. Mitenkä me kohtelemme pakolaisia? Niin, kyllä Euroopan unionin ulkopuolellakin voi olla turvapaikkoja, turvasatamia, pakolaisille, mutta viime päivien uutiset kyllä synnyttävät sellaisen vaikutelman, että Eurooppa sulkee, sulkee ovensa, Balkanin reitti suljetaan, pakolaiset palautetaan Turkkiin ja vielä ei ole mitenkään ratkaistu sitä, miten pakolaisia Turkista pääsee Euroopan unioniin. Turkki käyttää tilannetta hyväkseen ja kiristää meiltä myönnytyksiä. Miksi? Koska kansalliset hallitukset siirtyvät yhä kauemmas oikealle tai taipuvat oikeistovoimien painostuksen alaisena. Ja nyt tämä pakolaiskysymys jää lähes yksinomaan kansalaisjärjestöjen hoidettavaksi. Ensi viikolla on päätettävä humaanista pakolaispolitiikasta sekä vapauteen, demokratian ja ihmisoikeuksiin perustuvasta Euroopan unionista. Kiitos. Suitsa on seuraava. Kiitoksia puhemies. Itse voisin sanoa, että näinä päivinä viestimissä olemme saaneet lukea myönteisiä uutisia siitä, että Balkanin reitti suljetaan pikkuhiljaa. Minun maanihan on sen reitin varrella. Mutta kyllä meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tässä on kyse humanitaarisesta tragediasta, eikä meillä ole mitään syytä riemuun. Tusk sanoi, että ää, meidän ei pidä, että, että pakolaisten ei pidä luottaa rikollisiin salakuljettajiin, mutta me emme puhu tässä ainoastaan luvuista, vaan me puhumme miehistä, naisista, lapsista. Ja minä en kutsuisi tätä nyt tehtyä sopimusta diiliksi, vaan sellaiseksi sopimukseksi, johon täytyy vielä perehtyä ja siitä, Siihen täytyy saada lihaluiden ympärille seuraavassa huippukokouksessa. Ei tämä kuitenkaan ole myöskään mikään blankkosekki, koska me tiedämme, mitä Turkissa tapahtuu meidän täytyy pitää erillään toisaalta ne neuvottelut, joita Turkki käy EUn kanssa jäsenyydestään. Se täytyy pitää erillään tästä maahanmuuttokriisistä ja kaikkeen siihen liittyvästä meidän täytyy kiinnittää aivan erityistä huomiota esimerkiksi niihin ongelmiin, joita viestimissä ilmenee. Minä olen yhtä mieltä siitä, että maahanmuuton tulisi olla laillista, se tulee laillistaa ja tarvitaan enemmän rahaa. Nythän puhutaan kuudesta miljardista. Minä olen sitä mieltä, että Turkin kanssa tehtävä yhteistyö on oikein, kaikki muu ei voi olla oikein. Me tarvitsemme turvalliset rajat Euroopan unioniin, unioniin ja uskon, että nyt olemme matkalla kohti konkreettista ratkaisua. Kun puhutaan Kreikasta, niin mielestäni meidän tulee auttaa Kreikkaa ei vetele se, että Kreikasta tulee jonkinlainen häkki. Meidän täytyy ö, auttaa Kreikkaa pääsemään niistä ongelmista, joita sillä on ö, sijaintinsa vuoksi. Kiitoksia, puhemies. Euroopan unioni pyrkii löytämään ratkaisuja pakolaiskriisiin. Turkki ja Euroopan maat joutuvat yhdessä tätä hoitamaan ikävää, että Eurooppaa nyt kiristetään – Erdogan tässä toimii kiristäjänä. Nyt on meneillään melkoinen itämainen basaari suorastaan. Siellä kaikesta neuvotellaan, palveluksia ja vastapalveluksia vaihdetaan. Euroopan unioni Euroopan unioni täytyy pitäytyä perusarvoihin, joille sen rakentaminen nojautuu. Solidarisuus ei tunnu enää toteutuvan. Ainoa, joka enää toteutuu, on se, että pidetään kiinni kansallisista edoista. Rajoja suljetaan ja muureja rakennetaan ja estetään sitä, et, eikä estä sitä, että tuhannet ihmiset ovat meren armoilla ja hukkuvat. Mikä haluamme löytää ratkaisun? Me tarvitsemme poliittisen Euroopan unionin, koska muuten kyse on Euroopan unionin lopusta. Monet euroskeptikot katsovat, että nyt heidän näkemyksensä vain saa vahvistusta. He saavat uutta vettä myllyynsä. Nyt pitäisi löytää ratkaisuja. Pakolaisia täytyy olla myöskin laillisia väyliä päästä Eurooppaan maateitse, niin että vihdoinkin pystytään lopettamaan ihmissalakuljettajan toiminta, niin että ihmiset eivät hukua enää mereen arvoisa Puhemies, tämä Pakolaisongelma on paitsi Euroopan ongelma, se on kansainvälinen ongelma ja on aivan välttämätöntä, että pyrimme löytämään paitsi eurooppalaisen ratkaisun, myös kansainvälisen ratkaisun, joka perustuu YK päätöksiin. Nyt tähän kriisiin on pyritty vastaamaan hysterialla, aivan hysteerisesti. Ja nyt tarvitaan lisää Eurooppaa, parempaa Eurooppaa, syvempää Eurooppaa sekä demokraattisten toimielintemme vahvistamista sekä talous- ja rahapoliittista integraatiota. Neuvottelut Turkin kanssa ovat aivan välttämättömät, mutta emme me nyt Turkille mitään blankkosekkiä tässä allekirjoita. Ei tästä tule mitään itämaista basaaria. Tarvitaan äh, kumppanuussuhteet Turkkiin kaikilla eri aloilla ja on tehtävä läheistä yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden välillä. Luonnollisesti on välttämätöntä suojella Euroopan unionin ulkorajoja ja huippukokouksessa mm, tullaan keskustelemaan äh, kansainvälisistä yleissopimuksista, jotka kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet, nimittäin kansainvälinen merioikeus. Se on tässä myös hyvin tärkeä ulottuvuus. Turkki ei kuitenkaan tuota yleissopimusta ole allekirjoittanut. Mitä tehdä sitten Visegrad-maiden suhteen kansainoikeutta on kunnioitettava. Tässä kyllä nyt Euroopan unioni on vaarassa. Ja on aivan välttämätöntä Euroopan unionin sisällä tehdä poliittisia ratkaisuja, päätöksiä, jotka johtavat solidaarisuuteen koko EU:ssa, erityisesti solidaarisuuteen niitä maita kohtaan, jotka ovat eniten tämän taakan alla kärsineet. Kun katsotaan kuvia Idomeenista, niin odotamme, että 17.18. maaliskuuta huippukokouksessa saadaan aikaan ratkaisu. Kyllä Piru niissä yksityiskohdissa Juncker ja Merkel tämän tekivät selväksi. Kiitos puhemies. Viikko sitten kuuntelimme neuvoston puheenjohtaja Tuskia täällä. Hän neuvoi eh, pakolaisille, että älkää tulko Euroopan unioniin. No niin, nyt ymmärrämme sitten hänen uhkauksensa kuukausien ajan pakolaiskriisi on jäänyt vaille ratkaisua, vaille hoitoa ja ihmisoikeuksia on rikottu räikeästi. Ihmisiä on kohdeltu kuin kauppatavaraa ja nyt Turkkia käytetään tällaisena muurina unohdetaan oman tunnon tuskat, maksetaan miljardeja. Lapset kuolevat rannoillamme, naisia vastaan käytetään kyynelkaasua. Tämä on valtava humani ja humanitaarinen draama. Mitä tekevät valtioiden päämiehet? Palauttavat nuo ihmisparat Turkkiin. Tämä on valitettavaa, tämä on häpeällistä. Euroopan unioni on tehnyt päätöksen, mutta parlamentti vaatii päätöksen muuttamista. Ajatelkaa näitä ihmisiä niin, että Eurooppa olisi yhtään arvokas. Kelli. Ja, niin, kun kuuntelen tätä keskustelua, niin olen vähän hämmästynyt, koska jos Euroopan unionia ei olisi olemassa, niin mitä maahanmuuttajille tapahtuisi? Yrittäisivätkö yksittäiset maat solmia sopimuksia Turkin kanssa? Antaisiko YK 6 miljardia Turkille? Olisiko tilanne pahempi vai parempi? Minä uskon, että pahempi. Mielestäni Euroopan unioni ansaitsee tunnustusta siitä, että se yrittää ratkaista näitä ongelmia. Me haluamme tu- antaa tukeamme niille, joilla menee huonommin muilla alueilla. Ihmiset ovat puhuneet tästä yksi yksi järjestelmästä ja kritisoineet sitä, mutta on se nyt ainakin yritys ratkaista ongelma. Yksi yhteen e, on pikemminkin laillista kuin laitonta, sääntöjen mukaista pikemminkin kuin sääntöjä noudattamatonta. Ja no, tämä kaikki täytyy ottaa huomioon. Ja 17. maaliskuuta, joka muuten sattuu olemaan meillä St. Patrick's Day, lomapäivä. St. Patrick itse oli maahanmuuttaja, orja, joka tuli Walesista Irlantiin. Ehkäpä hän voi toimia inspiraation lähteenä johtajille tuona päivänä. No niin, tästäpä pääsenkin siihen, kuinka tärkeää, tärkeää on se, että rajamme ovat turvallisia ja että niitä valvotaan. Koska vapaata liikkuvuutta Euroopan unionin sisällä ei voi olla, jolleivät rajat ole täysin valvottuja, olipa sota tai rauha. Ja meidän täytyy myös ajatella kiintiökysymystä. Jos jäsenvaltiot sanovat, että on tietty maksimilukumäärä, jonka voivat ottaa tai haluavat ottaa, niin se kyllä sanelee sitä, mitä me voimme tehdä. Meidän täytyy olla käytännönläheisiä, me haluamme auttaa. Ainakin me olemme nyt menossa oikeaan suuntaan ja ilman Euroopan unionia missä tämäkin, minkälainen tämäkin kriisi olisi. Kysymys on sellainen, joka meidän kaikkien täytyy kysyä itseltämme. No. Niin nyt ollaan aika paljon myöhässä, joten en voi enää antaa sinisiä kortteja, puheenvuoroja, joten nyt täytyy pitää kiinni puheenjohtaja Beres. Kiitos puhemies. Se vastine, vastausta odotettiin, odotan 8.9. päivän huippukokoukselta, ei ole se, että Turkilla on tulevaisuus Euroopan unionissa. Pikemminkin täytyy ottaa vastuu tilanteesta. Ja tilanne on suorastaan huutava. Kiireisesti täytyy löytää ratkaisu. Ei riitä, että ihmiset palautetaan yksinkertaisesti Turkkiin. Eurooppa-neuvosto on osoittautunut kyvyttämättään hoitaa tätä ongelmaa. Nyt huippukokous on tulossa. Domborovskis antoi ymmärtää, että kysymys kerrotaan talouden tilan, tilasta. Nyt pitäisi mahdollistaa se, että säästöpolitiikan kuremuksesta pikkuhiljaa päästäisiin. Euroopan unioni voisi ottaa lainaa mikäli tarpeen, jotta voidaan ihmisarvoisella tavalla hoitaa pakolaiset vuosien säästötoimien ja kurjuuden jälkeen pitäisi tästä pikoja päästä pois. Yhtäältä kyse on taloudellisista kysymyksistä, mutta toisaalta kyse on solidarisuuden puutteesta ja kyvyttömyydestä. Euroopan unionissa ei ole mahdollista ottaa lainaa, että solidarisuutta voitaisiin rahoittaa tämän ongelman. Kristoforu. Kiitos puhemies. Olen täysin vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti, joka on kansanedustuslaitos, puhukoon selvää kieltä pakolaiskriisistä ja turkkisuhteista. Pakolaisongelma ei suinkaan koske vain Eurooppaa tai sen jäsenvaltioita. Kyse on kansainvälisestä aiheesta ja kansainvälisesti ajateltuna myös muiden maiden on tuettava Euroopan unionia, kun pyritään löytämään ratkaisu tähän ongelmaan. Ajatellaan ihmissalakuljettajia ja euroskeptikkoja, niin äh, olen täysin vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni tulee löytämään ratkaisun. Sitten Turkista. Mitä Turkki on tähän mennessä tehnyt pakolaiskriisin ratkaisemiseksi. Muistuttaisin, että Turkki on ollut osa ongelmaa, koska Turkki politiikkansa vuoksi on aiheuttanut pakolaiskriisin. Pakolaiset halusivat Kreikkaan, halusivat jatkaa Palkkanin reitin kautta pidemmälle Eurooppaan, koska eivät halunneet jäädä Turkkiin. Ja nyt pyrimme sitten ratkaisemaan ongelman täysin toisella tavalla. Ja Turkki vaatii nyt sitten Euroopan unionilta vastapalveluksia, jotta siihen omasta osastaan. No, Turkki kiristää Euroopan unionia. Eihän nyt voida vaatia, että jäsenyysneuvotteluissa avataan uusia lukuja. Mehän tiedämme, mihin arvoihin ja periaatteisiin Euroopan unioni perustuu, ja me tiedämme, että Turkki ei näitä arvoja ja periaatteita kunnioita, joten älkäämme taipuko tämän painostuksen ja kiristyksen edessä. Jos Turkki ei kunnioita Ankaran Äh, yleissopimusta eikä kunnioita äh, ihmisoikeuksia, niin eihän se voi olla meidän kumppanimme. A az látszólag megfelelő alapot. Niin, puhemies. Maanantain huippukokous tarjosi hyvän pohjan tuleville toimillemme, mutta vasta 17. ja 18. maaliskuuta äh, päästään itse asiaan. On tärkeää, että autetaan Kreikkaa mutta kyllä tässä diilissä, tässä sopimuksessa Turkin kanssa on tiettyjä kompromisseja, joita emme voi hyväksyä, koska me emme ole välttämättä liian rohkeita poliitikkoja. Meillä ei, meiltä ei löydy riittävää rohkeutta. Meidän täytyy kohdata tiettyjä jäsenvaltioita, jotka ovat itsekkäitä ja haluavat itsekkäästi panna kapulaa rattaaseen. Ne väittävät, että Euroopan unioni on voimaton, mutta itse oikeasta, oikeasti todellisuudessa ää, panevat sitä kapulaa rattaaseen ähm, ja ovat itsekkäitä. Meidän, me, me emme saa luoda xenofobista, muukalaisvihaista ää, eurooppalaista linnaketta. Kiitoksia puhemies. Arvoisa ministeri, komission jäsen. Nyt meillä on monta huonoa vaihtoehtoa, niistä halutaan valita paras. Ensinnäkin täytyy saada ihmissalakuljettajat kuriin ja täytyy varmistaa, kuka on kuka. Samoin tulee Ähm, viedä äh, ihmissalakuljettajilta äh, mahdollisuus toimia. Hehän tekevät usein terroristien kanssa yhteistyötä, mutta tämäkään ei vielä riitä. Tarvitaan äh, Syyriaan turvallisia alueita, niin kuin on vaadittu. Tehän ministeri viittasitte tähän tänään Euroopan unionin ulkorajojen suojeleminen on yksi prioriteetti. Siitä täytyy huolehtia rahalla ja yhteistyöllä. Samoin katson, että meidän tulisi valmistautua myös Euroopan unionin koillisrajojen suojeluun. Nimittäin Suomen esimerkkihän on aika varoittava Venäjällä. On monia ihmisiä, jotka, joiden kautta, joita hyväksikäyttämällä heidät EU-hun lähettämällä Venäjä voisi yrittää epävakauttaa tilannettamme. Joten ministeri, joulukuussa on tehty lupauksia, nyt ne täytyy täyttää. Alankomaat puheenjohtajana, puheenjohtajakaudella huolehtikoot mm, eri asioiden täytäntöönpanosta. Esimerkiksi digitaaliset sisämarkkinat on nyt jätetty odottamaan ja samoin Euroopan parlamentti päätti PNR-päätöksen lykkäämisestä. Pyydän kuitenkin neuvostoa kiirehtimään. Kiitos. Tova. Edustaja Jotova. Kiitoksia paljon, puhemies. Herra Tusk sanoi, että laiton maahanmuutto nyt loppuu. Tarkoituksena oli tyynyttää kansalaisten mieliä. Aikansaatu sopimus ei kuitenkaan vähennä maahanmuuttopaineita. En tiedä, mikä Eurooppa-neuvoston tulevan kokouksen johtopäätös tulee olemaan, mutta tällä välinkin monet ihmiset kärsivät ja monet pakolaiset seisovat suljettujen ovien takana se, että tulipalojen sammuttamispolitiikkaa harjoitetaan, tämä ei ole millään tavalla järkevää. Kuinka tämä yksi yhteen järjestelmä tulee toimimaan ja mitä takuita on siitä, että Turkki tulee auttamaan maahanmuuttopaineiden vähentämisessä, mikäli samalla on olemassa pimeää taloutta, joka vain edistää ihmisalakuljetusta. Näihin kysymyksiin täytyy saada vastaukset. Me wreszcie lepsze wiadomości z frontu migracyjnego, a także... Lewandowski, niin, me olemme nyt saaneet e, parempia tai hyviä uutisia e, sen jälkeen, kun kuukausi tolkulla saimme kuulla vain huonoja e, uutisia. Sehän vei meiltä luot uskottavuutta ja vahvisti populistisia liikkeitä. On totta, että että maahanmuuttokriisi on tavallaan, no sitä on leimannut pelkkä, pelkkä uhkapuhe. Ja on myös totta, että kun, siinä vaiheessa kun Malta ja Lampedusa yksin joutuivat kärsimään tai olemaan tämän pakolaistulvan ikässä, niin heidät unohdettiin. Heihin ei niihin ei kiinnitetty huomiota. Nyt monet syyrialaiset ovat kerääntyneet Libanonin, Jordanian ja Turkin leireille. Ja on hyvä, että me nyt lopulta ö, olemme pikkuhiljaa löytämässä yhteistä eurooppalaista vastausta tähän maahanmuutto-ongelmaan. Toivottavasti tällä tavalla voimme myös pelastaa Schengenin vyöhykkeen on tärkeää, että Turkin kanssa tehtävästä yhteistyöstä, niin vaikea kuin se onkin, niin tulee konkreettisempaa ja voimme myös auttaa Kreikkaa. On hyvä, että me voimme löytää, tai yritämme löytää poliittisen ratkaisun Syyrian kriisiin. Tusk sanoi, että laittomia, laittoman maahanmuuton päivät ovat ohi, toivottavasti näin on. Kiitoksia, puhemies. Euroopan toimielimet, Euroopan rakenteet ovat nyt kyllä kriisissä. Ja tässä jo kolme ja puolen tunnin ajan me olemme keskustelleet asiasta, eh, johon emme edes osallistuneet, siis tuo EU-Turkki-huippukokous Brysselissä. Emme, ei meitä ainakaan ollut kutsuttu, emme me olleet paikalla, joten miten ihmeessä me de facto voimme arvioida, että mitä siellä huippukokouksessa oikeastaan tapahtui? No niin, Tottahan jotakin voi lukea lehdistä ja näin voi sitten saada tietoa, mutta se mitä lehdissä lukee, ei välttämättä aina ole ihan sama kuin mitä tänään olemme kuulleet. Kyllä meidän täytyisi käydä hyvin vakavaa keskustelua ja nyt sanotaan sitten, että toisen maailmansodan jälkeen Euroopan unioni on kaikkein merkittävin saavutus, mutta tämä saavutus on kyllä nyt valtavassa vaarassa. Kiitos. Olen Sionu. Gracias, presidente. Kiitos, puhemies. Minä pidän erittäin valitettavana sitä, että puheenjohtaja Tusk ja Juncker eivät ole paikalla tässä keskustelussa. Todella valitettavaa. Varsinkin kun monet meistä katsomme, että tässä Euroopan unioni on nyt luopumassa periaatteistaan ja välttelee, välttelee vastuutaan. Neuvosto tarjosi meille tietoa tuosta sopimuksesta, mutta se on kyllä hyvin epäilyttävä. Onko se laillinen? Moraalinen se ei ainakaan ole. Kertokaapa tuskille, että on aivan uskomatonta, että tekstissä ei kertaakaan mainita ihmisiä ja ihmisten ihmisoikeuksia. Miten tämä pikku yksityiskohta onkaan päässyt unohtamaan? tässä salissa minä haluan vain sitä, että komissio ja neuvosto ja jäsenvaltiot kuuntelevat meitä ja että täällä on ihmisiä, jotka ajattelevat muita ihmisiä ja on toinen Eurooppa, erilainen Eurooppa, ei se Eurooppa, jota te edustatte siellä neuvostoissanne. Kiitoksia puhemies. Eurooppa-neuvoston kokouksessa keskityttiin maahanmuuttoon ja kasvuun ja työllisyyteen ja kilpailukykyyn. Tässä kontekstissa on erittäin tärkeää olla tekemättä vääriä diagnooseja. Oikea diagnoosi on se, että maahanmuutto ei aiheuttanut Euroopan kriisiä, vaan pikemminkin talouden sosiaalinen anemia Euroopassa. Ongelmat olisi voitu hoitaa solidarisuuden ja, solidarisuuden ja yhteistyön avulla ilman, että eurooppa hankkii identiteettikriisi olisi päässyt syntymään. Mitä Eurooppaan talouden ohjausjaksoon tulee, komissio lähettää tämän osalta viestejä jäsenvaltioille, varsinkin niille, jotka ovat epäsymmetristen shokkien uhreja. Johdonmukaisuutta peräänkuulutetaan koulutukseen ja ammattikoulutukseen ja tutkimukseen. Aivan oikein kiinnitetään huomiota arvoketjun muodostumiseen ja makrotalouden tasapainotiloihin niin ikään, mutta samanaikaisesti vaaditaan tiukkoja, kylmiä leikkauksia sellaisiin sellaistenkin politiikkojen kohdalla, jotka mahdollistaisivat tärkeät rakenneuudistukset. Eurooppalaisesta hankkeesta nyt puuttuu johtajan uuteen. Eurooppalaisten johtajien pitäisi nyt tarttua tähän haasteeseen. Mr. President, Sant. My hope and wish. Puhemies, minä toivon ja uskon, että Turkin kanssa tehty diili johtaa hyvin toimivaan sopimukseen. No, toiveet eivät tietenkään riitä, täytyy tunnustaa realiteetit. Turkilla ja EUlla on joskus toinen toisensa poissulkevia intressejä. Mm, kun ajatellaan jopa sisällissota Syyriassa ja pakolaiskriisiä, tämä on johtanut tiettyyn epäselvyyteen. EU toivoo, että Turkki valvoo pakolaisvuota Eurooppaan ja Turkki taas haluaa, että tällä tavalla sen jäsenyyshanke etenee. No, minä itse kyllä olen vähemmistössä, kun puhutaan Turkin jäsenyydestä. Monet ovat kritiseineet myös Turkin kurdilaisten kohtelua. EU on tässä kohtaa jakautunut, Turkilla taas on yhtenäinen rintama, Ehkä parempi olisi kutsua asioita niiden oikeilla nimillä ja löytää sellainen ratkaisu, joka tunnustaa nämä eroavaisuudet. Pikula. Kiitoksia, puhemies. Syyrian sodasta on tullut toisen maailmansodan jälkeen suurin humanitaarinen kriisi ja tämä on aiheuttanut vakavia ongelmia myös Euroopan unionin toimintaan. Mm, nyt on hyvä uutinen se, että neuvottelut ovat tulleet entistä konkreettisemmaksi. Pidän näin ollen osaa ehdotuksista oikein hyvinä, muun muassa salakuljettajien toiminnan estämistä. Kuitenkin emme saa sulkea silmiämme humanitaariselta kriisiltä. Turkin tilanne, ihmisoikeustilanne on dramaattisesti huonontumassa päivä päivältä ja niin kutsutun Balkanin reitin sulkeminen on johtanut siihen, että ihmiset ovat nyt jumissa Makedonian rajalla ja maat, jotka ovat EUn rajanaapureita, ovat kovan paineen alaisia. Thank you, President. Uh, minister. Kiitos puhemies, ministeri. Huippukokous per viikko. Siitä huolimatta pakolaiskriisin ratkaisu ei ole lähempänä. Nyt se pitäisi nopeasti saada ratkaistua sen sijaan, että puututaan niihin ongelmiin, joita Kreikassa ja muissa eturintaman maissa on pakolaisvirran vuoksi. Me nyt sysäämme kaikki ongelmat Turkille. Tästä maksamme suuren hinnan, ei pelkästään eurona, vaan myöskin siten, että me vesitämme omat arvomme. Ja kaikkein pahinta on se, että käännämme selkämme sille, että ilmaisun vapautta ja mediaa törkeästi sorretaan Turkissa. Sulle mitä te silmämme? Ja Turkin armeija kollektiivisesti rankaisee Kaakkois-Turkissa kansalaisia pienemmästäkin syystä. Armeija pitäisi saada ja muut toimet, muiden toimijoiden toimet pitäisi nopeasti saada loppumaan. Tämä aiheuttaa, tämä lehmänkauppa aiheuttaa väijämättä hallaa meidän kansalliselle maineellemme sen sijaan, että lisäämme vakautta että, ja oikeusvaltion periaatteen kunnioittamista, niin olemme toimin päin juuri päinvastoin. Grammatikaakis. Κύριοι συνάδελφοι, στην αντιμετώπιση της προσφυγικής τραγωδίας αυθονούν μέχρι τώρα... Kiitoksia, puhemies. Niin, pakolaiskriisi tragediassa olemme usein tyytyneet kauniisiin sanoihin, mutta suljemme silmämme realiteeteilta. On selvää, että Turkin kanssa täytyy tehdä yhteistyötä, mutta toisin kuin Kreikka, joka kunnioittaa sitoumuksiaan, Turkki ei niin välttämättä tee. Ja kyllä tässä tämä neuvottelu oli vähän kuin itämainen mattokauppa ja markkinameininkiä pikemminkin kuin luotettavaa neuvottelua. Kyllä kaikkien täytyy kantaa oma vastuunsa pakolaiskriisistä. Ja on vältettävä sellaisia seuraamuksia, joita esimerkiksi Kreikan saarilla on ollut. Meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä Euroopan unionin ja Turkin välillä. Se on yksi tärkeä ratkaisun ehto, mutta ei se tietenkään ole mikään avain Turkille vaatia ihan mitä tahansa. Me emme enää halua itkeä. Seuraavaksi post. Kiitos puhemies. Tänään oli hyvä päivä, sanoi Angela Merkel eilen, mitä tulee neuvotteluihin Erdoganin hallinnon kanssa. Kyllä, varmaan oli hyvä päivä huvipuiston peilitalossa. Eilen oli hyvä päivä turkkilaisen basaarin kauppiaille. Eilen oli hyvä päivä ihmiskauppiaille. Yksi yhdestä sanotaan. Jos kymmenen syyrialaista venepakolaista pysäytetään Välimerellä ja palautetaan Turkkiin, niin sitten kymmenen syyrialaista voidaan lähettää Turkista Eurooppaan, mutta ei samat kymmenen tämä on kaupan tekoa kuin orjamarkkinoilla. Näin käydään kauppaa ihmishengillä, näin käydään kauppaa ihmisoikeuksilla. Ei vaikuta siltä, että Merkelin ja Rytten kollegat neuvostossa hyväksyvät nämä ehdotukset. Orban on jo uhannut käyttää veto-oikeuttaan. Ongelma on siinä, että Merkelin vastustajilla on vielä huonompia ratkaisuehdotuksia tai ei ratkaisuehdotuksia ollenkaan. Ei, eilen ei ollut hyvä päivä. Siitä on aikaa, kun ihmisoikeuksille oli hyvä päivä. Euroopan unionin on toimittava viisaasti ja vastuullisesti, eikä äh, jäätävä Erdoganin ähm, äh, panttivangiksi. Kiitoksia, puhemies. Euroopan parlamentissa ja neuvoston puolella on jäsenvaltioita, jotka pyrkivät nyt saamaan pakolaiskriisin jollakin tavalla hallintaan. Rakennerahasto varoja pitäisi voida käyttää näissä maissa. Tällä ei kuitenkaan voida ratkaista tilannetta. Monet ovat katsoneet, että Turkin kanssa tehty sopimus oli läpimurto, mutta kun se pistetään täytäntöön, ja mikä Erdoganin rooli on Syyriassa ja koko tuolla alueella, Tätä ei ole otettu lainkaan huomioon Erdoganin rooli eikä myöskään Turkin ihmisoikeustilannetta. Sittenkin suljettu silmä, että pakolaisten ongelmat ja toisaalta se, minkälaista poliittista ja oikeusvaltion kulttuuria Euroopassa haluamme. Siitä nyt on kyse. Kreikan puolella on havaittu, kuinka maa on vaik- taloudellisesti vaikeassa tilanteessa, ja sitten siinä on satoja tuhansia pakolaisia. Olemme havainneet, että solidaarisuutta ei voida kaikille tarjota. Kyse on lähinnä siitä, että päivittäisellä tasolla solidaarisuutta pitäisi osoittaa, eikä vaan puhua siitä. Nyt siirrymme kästi ai menettelyyn. Toivon, että kunnioitette puheaikoja. Soi Rova on ensimmäinen. Vaseni pane komissaari, vážená pani ministeri. Arvon komissaari, arvon ministeri, on hyvä kuulla, että tänä vuonna Euroopan unioni odottaa ottaa hiukan, vain, vain vähän enemmän pakolaisia tuleviksi. Meidän täytyy myös ymmärtää, että me tarvitsemme enemmän talouden kasvua ja että jäsenvaltioiden tulisi toimia kasvun virkistämiseksi. Kun ajatellaan ratkaisua Turkin kanssa, niin tämä ei tietenkään ole ainoa ratkaisumme. Tähän liittyy muitakin asioita. Meidän tulisi pyrkiä kohti rauhaa Lähi-idässä meidän täytyy niin ikään <clears throat> suojella ulkorajojamme. Ja kun päätetään siitä, kuinka kolme miljardia jaetaan Turkille, niin meidän täytyy myös ymmärtää ja tietää, miten näitä varoja tullaan käyttämään. Meidän tulisi valvoa rahan käyttöä. Yksi yhdestä on yksi ponnistus Turkin pitäisi olla osa ratkaisu tämän kriisiin, mutta se on hyvin pitkälti osa ongelmaa. Se ei pelkästään manipuloi ihmissalakuljettajien toimia. Sen lisäksi se on Itä-Turkissa ja Irakissa aiheuttanut asiallisia konflikteja. Lisäksi se häpeilemättä painostaa Erdoganin suulla Eurooppaan. Euroopan oikeudellinen ja moraalinen velvoite on suojella maahanmuuttajia. Sen sijaan Turkille annetaan viisumivapautuksia ja sitten suljetaan silmät siltä, kuinka Turkki loukkaa Kööpenhaminan kriteereitä. Presidentti Erdogan sortaa euro- omia kansalaisiaan ja mediaan, varsinkin Turkin kurdeja ja myöskin Syyrian kurdeja. Ne ovat urheasti taistelleet Daeshia ja muita terroristiryhmiä vastaan. Mitä neuvosto nyt sitten aikoo tehdä, kun se tarkastaa maa, takaisin otto- ja palveluspolitiikkaa ja käytetään tällaista lehmän kauppaa yhden suhde yhteen. Se samalla loukkaa palauttamiskiertoperiaatetta. Neuvoston ja komissio kuitenkin aivan pokerin naamalla puhuvat ihmisoikeuksista ja oikeusvaltion periaatteista. Tässä samalla tukahdutetaan Kreikkaa ja pakolaisnaiset ja lapset alistetaan salliselle kohtelulle, mitä, mitä kohtelua yleensä annetaan eläimille, Fyyrämin rajalla esimerkiksi. Tomasic. Kiitos, puhemies. Jo ensimmäisestä päivästä alkaen olen todennut, että tämä ongelma on ratkaistava sen juurilla Syyriassa ja Irakissa ja pakolaisista on huolehdittavaa kansainvälisten kumppanien kanssa yhteistyössä. Tämä sopimus Turkin kanssa voisi olla askel oikeaan suuntaan, jos Turkki olisi luottamuksen arvoinen kumppani. Kyllähän Turkia täytyy kehua siitä, että se on ottanut vastaan hyvin paljon Syyrian pakolaisia, mutta nyt Ankara on käyttänyt tätä kriisiä ajakseen omia geopoliittisia etujaan ja muita etujaan ja käyttänyt tätä kiristyksenä ja me emme voi olettaa, että amerikkalaiset ja venäläiset ovat yhtä motivoituneita ratkaisemaan ongelmaa kuin me olemme. Eli kyllä nyt on aika Euroopan jäsenvaltioiden osoittaa, että voimme ratkaista ongelman koordinoidusti ja osoittaa johtajuutta ja ratkaista Lähi-idän kriisi. Jakovčić. Ovaj dogovor kao početak rješavanja globalnog problema. Bolje... Kiitoksia puhemies niin, tämä sopimus on hyvä. On parempi saada aikaan sopimus, vaikka heikompikin kuin se anarkia, jota olemme joutuneet koko, kokemaan viime kuukausina ja vuosinakin. Me tiedämme, mitä Balkanin reitillä on tapahtunut. Me tiedämme, miten siellä toimitaan. Me tiedämme, että jotkut, jäsen, jotkut ei-jäsenmaat, Makedonia muun muassa, on tehnyt paljon enemmän kuin EUn jäsenvaltiot. Olemme nähneet, että jotkut maat ovat pystyttäneet piikkilanka-aitoja minä vetoan teihin, jotta poistatte nämä aidat, etenkin kun Balkanin reitti on nyt valvonnassa. On häpeällistä se, mitä me olemme nähneet tässä viime kuukausina erityisesti Kroatian ja Slovenian rajalla. Tämä piikkilanka-aita täytyy poistaa. Haluan korostaa ja painottaa sitä, miten dramaattinen tilanne Kreikan ja Makedonian rajalla on. Meidän täytyy auttaa molempia maita. Sitten Rodriguez. No, no, no, no. Eh, Señora... Kiitos, puhemies ministeri ensi viikolla maatalousneuvostossa tulette puhumaan myös työttömyydestä ja sopimaan tai puhumaan maatalouskriisistä, kriisistä, joka vaikuttaa muun muassa hedelmä- ja vihannessektoriin maitoalaan sekä na, sianliha-alaan. Komission ja sen Hoganin täytyy tarjota nyt vastauksia Euroopan maatalouskriisiin. Politiikka on epäonnistunut. Pyytäisin, että seuraavassa neuvostossa palaisitte taas todellisuuteen ja parantaisitte maitoalan tilannetta. Enää enempää työpaikkoja ei saa tuhota. Siis Äh, kyse on paitsi työpaikoista, joita luodaan myös niistä, joita tuhotaan. Joten muistakaa maatalousala, lopettakaa sen verenvuodotus, äh, on luotava äh, työpaikkoja Euroopan maatalousalalla. Arvoisa puhemies, Turkki on ongelma, mutta Turkki ei ole nyt se ongelma, joka kutsuu meidät koolle ongelmaan Eurooppa Euroopan täytyy olla. Täällä olla, juu. Niin, Eurooppa ei voi olla vain kansallisten intressien yhteenliittymä. Neuvosto ei ainakaan nyt huolehdi yhteisistä asioista. Se unohtaa yhteisön, unionin, se ajaa vain eri kansallisia etuja. Meidän on toimittava kansainvälisen lain mukaisesti. Nyt yhtä jäsenvaltiota, Kreikkaa, rankaisemme. Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin on huolehdittava Euroopasta, eli tästä 29 jäsenvaltiosta. Eurooppa ei saa palata 30-luvulle. Te ette voi olla passiivisia ja katsoa sivusta, mitä tapahtuu. Nyt on huolehdittava siitä, että Eurooppa on yhtenäinen ja avoin ja avokätinen. Muistakaapa tämä ensi viikolla. La parola al commissario Hahn. Seuraavaksi komissaari Hahn. herr präsident frau ministerin! Kiitos puhemies, arvon ministeri, naiset ja herrat. Kiitos tästä innostuneesta keskustelusta. Varsinkin kiitos niille, jotka olivat koko keskustelun näin paikalla. Haluaisin todeta, että samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että me tarvitsemme poliittisia ratkaisuja Syyrian tilanteeseen. Tarvitsemme globaalin ratkaisun maahanmuutto virtoihin, kokosvaltaisen ratkaisun. Lisäksi tarvitsemme kestävää ja toimivaa suojelua ulkorajoillemme. Uskon, että meidän täytyy kuitenkin kohdata tosiasiat. Tarvitsemme myöskin lyhytaikaisia ratkaisuja. Lyhytaikainen ratkaisu on nyt tarpeen, jotta asiat saadaan hoidettua. Näihin lyhytaikaisen ratkaisun kuuluu sopimus Turkin kanssa. Maanantain päätös oli erittäin tärkeä askel matkalla kohti kestävyyttä ja tehokkuutta toimissamme. Silloin osoittautui, että eurooppalainen ratkaisu tarvitaan ja kaikki osapuolet täytyy saada mukaan ratkaisun taakse. Kaikkien osapuolten täytyy olla mukana myöskin päättämässä ja myöskin kaikkien täytyy olla mukana pistämässä päätöksiä täytä, muuten tämä ei toimi. Sooloilu ei johda tavoitteeseen. Uskon, että maanantain osoitti juuri tämän. Lyhyesti haluaisin poimia joitakin kulmakiviä keskustelusta mitä tulee viisumin vapauttamiseen, mahdollisen sellaiseen, ja siihen, että Turkki pääsisi nopeammin eteenpäin liittymisneuvotteluissa, voin vakuuttaa teille komission puolelta, että nyt ei luovuta perusperiaatteista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja muista perusperiaatteista. Me tulemme arvioimaan Turkin tilannetta. Turkin täytyy hyväksyä meidän pelisääntömme. Ei nimittäin käy päinsä, että me tässä nyt ryhtyisimme sanomaan, että Turkissa erityiskohtelu ei. Mikäli tällaista haluaa, niin mikäli haluaa mukaan, täytyy käydä kunnolliset asianmukaiset neuvottelut. Mitä viisumivapautuksiin tulee? Se on osana nyt saakasattosopimusta. sopimusta ja myöskin takaisin otto kysymyksistä keskusteltiin ja siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden kanssa Turkki tekee yhteistyötä pakolaisten pakottamiseksi silloin, kun kyse ei ole turvapaikkaan oikeutetuista henkilöistä. Sitten nämä 3 kuusi miljardia euroa, nämäkin mainittiin. Suoraan sanottuna en jaksa enää kuunnella, kun Turkin ostajat sanovat, että ei ole nähneet vielä senttiäkään rahaa. Eikä tulekaan näkemään senttiäkään, koska äh, rahat hallinnoidaan suoraan. Emme pelkästään vapauttaneet varoja, vaan myöskin maksaneet niitä jo perjantaina itse vierailin Itä-Anatoliassa. Useilla paikkakunnilla ja näin siellä pakolaisleirejä. Turkin hallitus ja kansainväliset järjestöt ansaitsevat kunnioitusta siitä tavasta, jolla pakolaisia on otettu vastaan ja varmistettu ihmiset olosuhteet leireillä. Siellä on supermarketteja, jopa kouluja perustettu ja myöskin varmistettu se, että 3800 teltta on saatu pystytettyä ja 18 000 ihmistä on otettu vastaan, heitä kohdellaan asianmukaisesti. Minun täytyy sanoa, että vain 14 miljardia euroa ja sitten 300 000 pakolaista saa täten kunnalliset olosuhteet Turkin leireillä. 55 miljoonaa euroa on, että sitä varten 200 000 lasta ja nuorta voivat käydä koulua. Joten pienimmilläkin toimilla voidaan, voidaan varmistaa, että ihmiset saavat turvalliset olosuhteet. Minä voin todeta, että Itä-Anatolissa puhuin lukuisien pakolaisten kanssa, ja kaikki haluavat mahdollisimman nopeasti takaisin Syyrian. Eivät he halua Eurooppaan. Sitä varten me tarvitsemme poliittisen ratkaisun, mutta lisäksi meidän täytyy varmistaa se, että siellä missä he nyt ovat, he pystyvät elämään ihmisarvoisissa olosuhteissa varsinkin kun kyse lapsista ja nuorista. Heillä täytyy olla jonkinlaisia, jonkinlaista toivoa tulevaisuudesta ja koulutusmahdollisuus. Viron yhteydessä katsoimme, että tarvista toimintaakin täytyy pystyä elvyttämään, niitä syntyy työpaikkoja ja pakolaisilla on mahdollisuus myöskin ryhtyä töihin. Hyvät naiset ja herrat, maanantai on tärkeä askel, mutta on täysin selvää, että puheenjohtaja Tuskilla nyt on tehtävänä neuvotella asiat vielä loppuun. Hieno säätää neuvottelut, eurooppalainen henki ja solidaarisuus ja yhteistoiminta täytyy säilyttää ja myöskin pistää jälkikäteen kaikki tehdyt päätökset täytäntöön. Vi prego di prendere posto. Pyydän teitä istutumaan paikallenne ja olemaan hiljaa, kunnioittakaa puhujia. Nyt annan puheenvuoron neuvoston edustajalle Ains Plashertille. Kiitos puhemies. Aivan kuten aiemmin tänä aamuna sanoin, niin meidän täytyy vielä tehdä kovasti työtä Turkin kanssa. Ja siksi johtajat ovat pyytäneet puheenjohtaja Tuskia työstämään yksityiskohtia seuraavan neuvoston kokoukseen mennessä, niin että toivottavasti siinä vaiheessa voidaan vastata yksityiskohtaisemminkin kysymyksiin. Mutta Euroopan hallituksen ja valtioiden päämiehet ovat aivan selkeästi sanoneet, että kaiken, mitä tehdään, sen täytyy kunnioittaa Euroopan ja kansainvälistä lainsäädäntöä ja oikeutta. Ja toki on tehtävä, kaikki täytyy tehdä Turkin kanssa kumppani, kumppanuudessa, yhteistyössä ja kumppani, kumppanuudessa. Tavoitteena ei ole se, että yksinkertaisesti estettäisiin pakolaisia tulemasta, vaan pyritään siirtymään kohti laillista, valvottua Ähm, maahanmuuttoa ja estämään se, että ihmiset kuolevat merellä. Me emme todellakaan myy arvojamme, me nopeutamme, mutta emme kompromettoi viisumin vapauttamiseen liittyvää etenemissuunnitelmaa. Ehdollisuus pysyy ja sama pätee myös liittymisneuvotteluihin. Sanon vielä kertaalleen, että viisumien vapauttaminen ja laajeneminen perustuvat ehdollisuuteen. Me emme todellakaan aio alentaa rimaamme näiden ehtojen osalta. Eli mitä, mistä tahansa sovimmekin Turkin kanssa, sen täytyy kunnioittaa EUn oikeutta ja kansainvälistä oikeutta. Eurooppa-neuvoston 7.8. Eh, esittämä lausunto ehm, puhuu tämän puolesta. Me emme voi oikoa mutkia suoriksi, kun ajatellaan meidän oikeudellisia velvollisuuksiamme. Samanaikaisesti haluaisin korostaa sitä, että se, että olemme moraalisesti oikeassa, se on luksusta, josta emme voi luopua. Aivan kuten Tusk on sanonut, niin tällä hetkellä meillä ei vielä ole minkälaista täydellisyyttä saavutettu. Tur- me, me ole, oletamme, että sopimuksen mukaan Turkki kunnioittaa kaikkien niiden pakolaisten oikeuksia, jotka ovat siirtyneet Turkin alueen kautta. Ja meidän täytyy kaikkien pitää kiinni näistä sitoumuksistaan. Tällä hetkellä hän Turkin kautta on tullut jo satoja laittomia maahanmuuttajia. Me tulemme odottamaan, että Turkki kiinni, pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan, kuten palauttamiskieltoon liittyvästä käytänteistä. On selvää, että monia pakolaisia on jo suo, nauttivat jo suojaa Turkissa ja Geneven yleissopimuksen sopimuksesta puheen ollen. Minä ymmärrän kyllä teidän huolenaiheenne, mutta me emme aio oikoa mutkia suoriksi, kun puhutaan juridisista Me mitään lehmänkauppoja ei tehdä. Ja samanaikaisesti eh, haluan kysyä teiltä, oletteko todella sitä mieltä, että tämänhetkinen tilanne, jossa ihmisiä, ihmis, ihmisten on pakko eh, lähteä pienellä eh, veneellä vaaralliselle matkalle, niin onko se teidän mielestämme kansainvälisen oikeuden mukaista? Onko se, että Kreikan ja Turkin rannoille huuhtoutuu kuolleita ruumiita, onko se kansainvälisen oikeuden mukaista? Minä en usko, että näin on. Ja meidän täytyy tehdä kaikki voitavamme, jotta voimme tämän järkyttävän salakuljetuskäytännön lopettaa. Kamal on oikeassa. Todelliset viholaisemme eivät ole pakolaisia, vaan nimenomaan salakuljettavat kuljettajat ovat meidän viholaisimme. Puhemies, johtopäätös. Täällä on nyt vähän mö, aika paljon meteliä tässä salissa, mutta haluaisin vielä lopuksi Haluan vielä puhua Zamanista ja Turkin viranomaisista. Kun Turkin pääministerin kanssa äh, äh, kokoustimme, siis sekä kansleri Merkel että minun pääministerini niin koko, kokoustivat Turkin pääministerin kanssa. Puhuttiin lehdistövapaudesta, ilmaisuvapaudesta, ne, niistä ei neuvotella. Ja Turkin täytyy parantaa tilannetta niiden osalta. Me emme todellakaan voi sulkea silmiämme näiltä ongelmilta. Ja loppuksi vielä, ja vastaan vielä Enetfeldille, kiitos, kiitoksia kovasti, että muistutitte minua omista lausunnostani vuosia sitten. Aion edelleenkin pysyä niiden takana. Ja näin kokemuksen tuoman viisauden myötä voin todeta, että se oli aika visionääristä. Minä pyysin eurooppalaisia ratkaisuja tuolloin ja minä jatkossakin aion peräänkuluttaa eurooppalaisia ratkaisuja. Kiitoksia. Thank you very much, dear minister. Kiitoksia kovasti ministerille. Tämä keskustelu on nyt saatu päätökseen. Äänestys eh, ja julkilausuma, eh, Schulzin julkilausuma eh, tullaan kuulemaan.